Hyvää huomenta kaikille nyt virallisesti tällä kertaa. Aloitamme ilmoitusasialla. Sen jälkeen kun edustaja Jakob von Weizsäcker on jättäytynyt parantinsa pois. Hänen paikkansa vapautuu 7. tammikuuta 2019 alkaen työjärjestyksen mukaisesti. Tästä on ilmoitettu asianomaiselle kansalle viranomaiselle. Ja sitten menemme ensimmäisen asian esityslistalla. Kyseessä on komission julkilausua maahantulijoiden tilanne EUn rajalla Bosnia ja Herzegovinassa. Ja nyt komission jäsen Andrew Kaites voi esitellä komission kannan. <coughs> Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Niin kuin aikaisemminkin on toimittu viimeisenä kahtena päivänä, haluan myös ilmaista solidaarisuuteni hirvittävien terroristiskujen per- uhre, uhrien perheille ja koko Ranskan kansalle. Puhemies, parlamentin jäsenet, kiitos tilaisuudesta keskustella maahanmuuttajan tilannesta Bosnian ja Herzegovinan rajalla ja heidän tilanteestaan. Ensin yleinen kuva tilanteesta. Bosnia ja Herzegovina ei vaikuttanut 2015 muuttoliikekriisi mutta ensimmäisen tammikuuta ja 30. marraskuuta tänä vuonna noin 25 000 siirtolaista on tullut maahan. Huomattava lisäys verrattuna vuoteen 2017, mutta vielä kuitenkin hallittavissa 92 prosenttia on ilmaista aikomuksen pyytää turvapaikkaa, mutta vain 5 prosenttia näin teki. Suurin osa heistä haluaa päästä EU-maihin – he näkevät Bosnia Herzegovinaa kautta kulkumaana. 4. joulukuuta 1139 siirtolaista on saanut apua Herz, Bosnia-Herzegovinassa 3126 heistä koillisosassa maata ja ovat lähellä rajaa. Vielä tuhat lisää siirtolaista, jotka ei ole vielä pyytänyt lisää apua, arvioidaan, että hekin ovat tällä alueella. Komissio reagoi välittömästi Bosnia-Herzegovinan esittämiin tarpeisiin. Kesäkuusta lähtien komissio on antanut käyttöön huomattavan määrän varoja, jolla voidaan puuttua välittömiin turvapaikanhakijoiden ja sietolaisten tarpeisiin ja ryhdytään auttamaan muissa peruspalveluissa ja lisätä kapasiteettia tunnistaa ihmisiä ja tukea rajapoliisia maassa. Tässä on mukana 2 miljoonaa euroa humanitaarista apua ja 7,2 miljoonaa erityistoimena jäsenyyttä valmistelevasta välineestä tässä on mukana ollut kansainvälinen siirtolaisjärjestö ja YK virasto, samoin YK UNICEF on ollut avustamassa. Nämä varat ovat vielä niiden lisäksi, jotka on jo myönnetty Bosnia-Herzegovinalle päävälineestä eh, jäsenetä valmista elimestä, erityisesti mitä tulee rajahallintaan, maahanmuuttoon, turvapaikkaan. EUn asioista. on pystytty valmistamaan vastaanottokeskuksia ja halutaan varmistaa kunnolliset majoitusolot. Nyt neljällä tuhannella on jo katto päällä, päällään, eikä kukaan ole enää kylmän, äh, mm, kylmälle alttiina. Sitten lisäapua Bosnia-Herzegovina tullaan antamaan, jotta voidaan täyttää tarpeet huhtikuusta ensi vuodesta eteenpäin. Tässä perustuu viranomaisten arviointiin tilanteesta. Tilanteet, tehän tiedätte, että olemme neuvotelleet maan kanssa, jotta voitaisiin avustaa rajatoimissa ja neuvottelut loppuun. Me haluaisimme, haluamme, toivomme, että tämä allekirjoitetaan mahdollisimman nopeasti. Tätä kautta po, rajapoliisi voi hallinnoida Kroatian ja Bosnian ja Herzegovinan välistä rajaa. Päävastuu tietenkin edelleenkin kuuluu näille kahdelle maalle. Viime viikkoina Bosnia ja Herzegovina on käyttänyt 180 lisäpoliisia parantaakseen turvallisuutta rajalla. Tilanne tuntuu myönteisemmältä, niin kuin on raportoitu EUn viranomaisille, mutta niin kuin sanoin, Bosnia ja Herzegovina on kautta maa, ja monet sieltä yrittävät ylittää rajan joka päivä. Tilanne ei ole helppo myöskään paikalliselle väestölle ja on olemassa jännitteitä ja ihmiset pelkäävät turvallisuusvälikohtauksia. Viime kuukausina on raportoitu vakavista syytöksistä, että olisi laajasti kohdeltu huonosti poliisin toimesta siirtolaisia raja-alueella. Poliisi on kuitenkin seurannut tilannetta valppaasti ja ottanut tämän asian esille Kroatian viranomaisten kanssa. Haluaisin korostaa, että EU sopimusta pitäisi soveltaa laittomasti rajan ylittäneisiin siirtolaisiin ja se ei riipu siitä, onko haettu turvapaikkaa vai ei ja otetaan huomioon oikeudet ja vastuut myös jäsenvaltioissa, jotka liittyvät kansainväliseen oikeuteen, erityisesti tietenkin periaate siitä, että ei voida joukkokäännyttää ihmisiä Kroatiassa raportti viime lokakuussa, että parlamentaarikko ilmaisi huolensa, että poliisi oli rikkonut siirtolaisten oikeuksia saada kansainvälistä suojelua ja estänyt viranomaisia saamasta tietoa. Me seuraamme tilannetta tarkasti. Olemme kaikki sit samaa mieltä, että raja Kroatian ja Bosnian hetkonen välillä on ulkoraja EUlle ja Kroatia on vastuussa sen hoidosta suhteiden rajoilla pitää olla suhteellisia, pitää noudattaa perusoikeuksia puhemies, parlamentin jäsenet. Lopuksi haluan vielä korostaa, että olemme luottavaisia sen suhteen, että Kroatian viranomaiset ottavat nämä erilaiset syytökset, syytökset vakavissa ja tekevät kunnollisen tutkimuksen asiassa toiseksi. Rajavartijat ja poliisit kaikissa jäsenvaltioissa, heidän tehtävänään on suorittaa tehtävänsä samalla täysin noudattaen ihmisten perusoikeuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, Kiitos oikein paljon komission jäsen. Nyt aloitamme itse keskustelun ja kollega Dubravka Suitsa puhuu kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, toivottavasti tiedätte, että Kroatian raja on pisin maaraja EU:ssa. Meillä on yli tuhat kilometriä rajaa Bosnia-Herzegovinan kanssa. Ja nyt olemme valmistautumassa Schengen-jäsenyyteen. Kroatian poliisi tekee parhaansa ja kaikki sääntöjen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa se, että Kroatia pääsee Schengen-alueelle. Kroatia pyrkii myöskin noudattamaan kaikkia kansainvälisiä säädöksiä, ja te itsekin sanoitte, että tämä maahanmuuttajien määrä Bosniassa ei ole sama kuin vuonna 2015. Tilanne on muuttunut ja Kroatian virallisten tietojen mukaan kasvu on ollut 57 prosenttia, eli kyse on yli 6500 maahanmuuttajasta lisää verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Tämä johtuu viisumivapaudesta ja sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Valtaosa näistä ihmisistä tulee Turkista, mutta viisumisäädöksiä ei ole harmonisoitu muiden EU-maiden kanssa, joten meille tulee ihmisiä myöskin muista maista. Länsi-Balkanin maat tällä hetkellä ovat joutuneet valtavan maahanmuuttopaineen alaisuuteen. Ja Kroatiassa on enemmän rajapoliiseja kuin muissa Länsi-Balkanin maissa yhteensä. Tietysti meidän täytyy vahvistaa Bosnia-Herzegovinan turvapaikkajärjestelmää samoin kuin muissa Länsi-Balkanin maissa. Ja lisäksi täytyy varmistaa, että vapaaehtoiset palautukset toteutuvat sääntöjen mukaisesti. Kroatia antaa tukea muille Länsi-Balkanin maille maahanmuuttajakysymyksissä. Te puhuitte myöskin komission antamasta tuesta neuvoston kokouksen jälkeen. Kyse on lähes kahdesta miljoonasta humanitaarisena apuna ja yli 6 miljoonaa turvapaikkajärjestelmien vahvistamiseen. Haluaisin korostaa, että kaikki hallitukset pyrkivät ratkaisemaan ongelmia, mutta vielä kerran haluaisin korostaa, että Kroatialla on EUn ulkoraja. Jumatat. Edustaja Fajon, yksi minuutti 30 sekuntia. Kiitos oikein paljon, puhemies. 23 000 ihmistä on rekisteröity tämän vuoden kuluessa tulleeksi Bosnia-Herzegovina on tällä hetkellä 4500 ihmistä, erityisesti Velika Kladitsan ja Bihatsin alueella. Ja tähän tilanteeseen on nyt vastattava. Kyseessä ovat ihmiset, jotka ovat olleet Bosnian ja Kroatian rajalla tai ovat siellä nyt. Ne ovat samantapaisia tilanteita kuin muuallakin, eli ihmisiä ei ole otettu lämpimästi vastaan. Jotkut poliittiset puolueet käyttävät maahanmuuttajien traagista tilannetta hyväksi ja levittävät vihaa ja leitetään huhuja ja sanotaan, että nuoria tyttöjä kidnapataan ja raiskataan heidän toimestaan. Minä haluaisin yhtyä kansainvälisten järjestöjen pyyntöön, että tarvitaan lisää rahoitusapua Bosnialle. Komission jäsen, te puhuitte rajavartijoiden roolista rajalla. Uskon, että meidän on autettava Kroatiaa ja Bosnia-Herzegovinaa ja tämä ongelma on ratkaistava humanitaarisella tavalla. Meidän on varmistettava, että rajan yli pääsee mm, turvallisesti eikä siellä ole ihmissalakuljetusta. Tovantic, yksi minuutti. Gomilanja migranata u Bosni i Herzegovini. Puhemies. Paljon siirtolaisia Bosnia ja Herzegovinassa on huolestuttava kysymys, koska tämä maa ei voi näin suureen haasteeseen vastata, sillä tähän liittyy myös hygieniset kysymykset. Maahanmuuttajat ovat ihan normaali ihmiset, ihmiset, jotka tarvitsevat myös lääkehoitoa ja vaikeat olot pakottavat heidät lähtemään Kroatian puolelle, jolla on hyvin pitkä äh, hau, ha- hauras raja Bosnia Herzegovinan kanssa. Tästä syntyy sitten erilaisia ongelmia ja myös rikollisuutta. Kroatia auttaakseen tarvitsee myös rahoitus, taloudellista apua ja nyt Kroatia pitää ottaa mukaan Schengenin alueeseen juuri tällä hetkellä. Se olisi hyvä viesti siitä, että EU tukee kaikkia jäsenvaltioitaan. Kiitos. Jakovtsis, kaksi minuuttia. Kiitoksia. On kaksi syytä, miksi Bosnia-Herzegovinan tilanne otettiin tänäiselle esityslistalle. Ensinnäkin on humanitaarinen syy. Maahanmuuttajien tilanne. He kaikki kärsivät kylmästä, lapset eivät pääse kouluun. Eli ongelmia on runsaasti, mutta ongelmia on myöskin suhteessa paikallisiin ihmisiin. Ja paikalliset ovat peloissaan ja myöskin kroatialaiset ovat peloissaan, eli tätä asiaa täytyy käsitellä. Tätä ongelmaa ei voi jättää huomiotta. Mutta toisaalta Kroatian tilanne yhtäältä Kroatiaa osoitetaan sormella ja sanotetaan, sanotaan, että maahanmuuttajia ei kohdella oikealla tavalla. Mutta toisaalta Kroatian täytyy myöskin suojella EUn ulkorajaa. Eli kiitoksia, että olemme puhuneet tästä maahanmuuttajatilanteesta, koska mielestäni meidän täytyy hyvin tarkkaan seurata, mitä tapahtuu Bosnia-Herzegovinassa sen maan instituutiot eivät vieläkään toimi kunnolla. Ja tällöin ongelmat heijastuvat myöskin koko Euroopan unioniin. Eli EUn tulee edelleen rahoittaa tämän tilanteen, tilanteen ratkaisemista. Ja kaikkia maahanmuuttajia Bosnia-Herzegovinassa pitää kohdella inhimillisellä tavalla, ja meidän täytyy valvoa tätä tilannetta. kun ajatellaan, mitä viime vuosina on tapahtunut, tiedämme, että maahanmuuttajavirat ovat vähentyneet, mutta niitä on edelleen ja niille pitää tehdä jotain. Kiitos ja Albel Usman, kaksi minuuttia. Sen jälkeen, kun päätettiin 2016 panna täysin kiinni Balkanin reitti hallitusten toimesta, tuhannet ihmiset ovat jääneet epäinhimillisiin oloihin loukkuu bosnia herzegovinaa Jos ajatellaan, miten Kroatian viranomaiset ovat toimineet, niin tänä vuonna tammikuusta elokuuhun yli 2015 on palattu suoraan rajalta. Human Rights Watch on ilmoittanut, että käytetään väkivaltaa muuttajia vastaan. Kuusi ihmistä on kuollut tähän väkivaltaan viime vuosina. Viimeinen oli kuusivuotias lapsi. Ja Aktivistit, jotka tätä vastaan toimivat solidaarisesti, heidän toimintansa kriminalisoidaan ja poliisi pelottelee heitä. Mutta vakavinta on se, että Kroatian hallituksen toimet ovat juuri Euroopan komission maahanmuuttopolitiikan mukaisia. Se, mitä tehdään Kroatiassa, ei poikkea kovastikaan siitä, mitä tapahtuu muilla EUn ulkorajoilla, esimerkiksi Seutassa ja Meliässä. Siellä väkivalta ja suorat palautukset rajan toiselle puolelle, niistä mm, puhutaan jatkuvasti ja myös aitojen käytöstä Unkarissa koko ajan poljetaan maahanmuuttajien oikeuksia ja välimeri, joka on suuri ulkorajamme, siellä ihmiset kuolevat, kun he hukkuvat ja Euroopan unionin politiikka on sellaista, että se rikkoo EUn omia sääntöjä. Tästä syystä vastuu kuuluu Kroatialle, Espanjalle, Unkarille ja Italialle, mutta ei ainoastaan niille. Tämä Euroopan malli, että rajat pannaan kiinni, ketään ei päästetä Eurooppaan ja kaikki haluan täältä karkottaa tämä johtaa tällaiseen politiikkaan, joka tappaa tuhansia ihmisiä. Tämä on EUn politiikka, josta on vastuussa komissio, jäsenvaltiot ja myös MEPit, jotka äänestyksillään tämän hyväksyvät. Ja seuraavana Valero kaksi minuuttia. Ei kun anteeksi, täällä on vielä sinisen kortin pyyntö. Hyväksyttekö? No hyvä. Ai kaksi sinistä korttia. No hyvä. Poštovani predsjedavajući, odgovorila bi kolegici koja e, nepravedno... Kiitoksia. Haluaisin vastata kollegalleni, joka nyt perusteetta osoittaa sormella Kroatiaa. Hiljattain Marrakeshissa Kroatia pyrki auttamaan sääntelemään maahanmuuttajavirtoja. Ja tällä tavalla nyt yritetään jakaa Eurooppa. Ja me yritämme juuri päinvastoista. Me yritämme auttaa näitä ihmispoloja, jotka tarvitsevat suojelua ja turvaa. Eli älkää nyt edistäkö populismia Kroatiaa syyttämällä. Tämä ei ollut niinkään kysymys, vaan kommentti. Mutta joka tapauksessa kuuntelisitteko tämän toisen kysymyksen ja sitten vastaisitte niihin molempiin vai vastaisitteko nyt? Sí. No estoy acusando en minä syytä Kroatiaa. Minä syytän kaikkia Euroopan unionin hallituksia ja Euroopan komissiota sellaista maahanmuuttopolitiikoista, jotka ovat epähumanisia, epäsolidaarisia. Vastuu ei kuulu ainoastaan Kroatialle, Espanjalle tai Itälle tai millekään yksittäiselle maille, vaan kaikille, koko Euroopan komissiolle ja neuvostolle ja niin kuin sanoin myös suurelle osalle mepeistä, jotka täällä äänestyskäyttäytymisellään hyväksyvät tällaisen politiikan. Suitsa. Minulla on kysymys Rova Guzmanille. Minä kuuntelin hänen puheenvuorojaan ja toimintaansa tässä asiassa on viime kuukausina. Käytättekö tätä asiaa oman asianne edistämiseksi? Käytättekö surullisia kohtaloita, joita näillä siirtolaisilla on, oman asemanne edistämiseen? Kun puhutaan Kroatiasta, maa toteuttaa kaikkia toimenpiteitä, joita Itävalta puheenjohtajan valtana suositteli. Ja tämän takia Kroatian poliisit toimivat kaikkien kansainvälisten sääntöjen ja lakien mukaisesti aina noudattaen ihmisoikeuksia täysin. No me alguien. Ei kukaan voi syyttää, että minä olen populisti tai haluan ääniä maahanmuuttoasiasta, kun keskustelussa joka koskettaa maahanmuuttajia. Puhutaan rikollisuudesta. Tämä ei ole vain populismia, vaan äärioikeistolaisuutta. Kun yhdistetään samaan keskusteluun nämä eri aiheet, niin tämä johtuu kyllä ulkomaalaisvihaan ja muukalaisvihaan. Ja sitten on kaksi minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin olla samaa mieltä pitkälti siitä, mitä aikaisempi puhuja sanoi. Tässä todellakin on erityisesti kyse EU-politiikasta yleensä ja tässä huomaan, että puhumme paljon luvuista emmekä niinkään ihmisistä. Me eh, epäinhimillistämme koko tämän mu- muuttoliikekeskustelun ja kuitenkin kyseessä on ihmiset, jotka monista eri syistä etsivät suojaa ja suojelua ja muuta. Puhumme heitä, heistä kuin he olisivat pelkkiä tilastolukuja ja tämä on meille kaikille tässä perusongelma. Nyt olemme tilanteessa, missä olemme, koska maat eivät ole kantaneet vastuutaan yhteisvastuukysymyksessä ja ottaen vastaan äh, rajoille tulleita ihmisiä. Jotkut maat jopa kieltäytyvät ottamasta vastaan ketään. Minun oma maani on vastaanottanut hyvin monia. Meidän pitää tehdä tässä yhdessä työtä ja tätä kautta saamme aikaan inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, missä ihmiset enää eivät ole pelkkiä numeroita ja tämä on siis tämä perusongelma. Jos tarkastelemme tästä, tätä aihetta rajat, rajat Kroatian ja Bosnian ja Herzegovinan välillä. On hyvä, mitä komissaari sanoi. Pitää tutkia asiaa vakavissaan ja katsoa, mitä oikein on tapahtunut, koska ilmeisestikin EU-jäsenvaltioiden pitää toimia niiden standardien ja sääntöjen mukaisesti, jotka käytössä on. Jos joku onnistuu siis pääsemään Kroatian tai mihin tahansa muuhun, niin tällä henkilöllä on oikeus hakea siellä turvapaikkaa. Ihmistä ei, ei voida voida noin vain lähettää takaisin toiseen maahan, riippumatta siitä, onko kahdenkeskisiä palautussopimuksia kyseisen maan kanssa. Tällä ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa. Kyseinen henkilöä, häntä ei voida hyväksikäyttää, nöyryyttää, häntä ei häneltä ei pitäisi ottaa hänen henkilökohtaisia henkilökohtaisesta omaisuuttaan pois. Pitää puhua vapaudesta, yhtäläisyydestä, oikeusvaltioperiaatteesta, inhimillisyydestä ja aina pitää noudattaa ihmisoikeuksia. Näin meidän kaikkien pitää tehdä. Kiitoksia. Etheridge, Kiitos. Ja sitten edustaja Etheridge, puolitoista minuuttia. Thank you. And... Kiitoksia. Aluksi. Juuri tähän vuoden aikaan sanoisin, että meidän kaiken pitäisi toivoa hyvää kaikille ihmisille, varsinkin niille, joilla on ongelmia, turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat, ne, jotka eivät pysty nukkumaan omissa sängyissään öillä, erityisesti nyt jouluaikaan. Meidän täytyy muistaa nämä asiat. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Britanniassa on puhuttu siitä, että EU on taloutta ja kauppaa lähinnä, varsinkin tällä hetkellä, mutta nyt näemme, että maahanmuuttotilanne on edelleen käynnissä ja rajakysymykset. Puhutaan EUn turvallisuudesta, rajavalvonnasta ja siitä, että varoja käytetään näihin tarkoituksiin. Sydämessäni kyllä uskon, että kun katsotaan maahanmuuttoa yksittäisissä maissa, niin olisi parempi, jos he saisivat itse valvoa rajojaan. Ja jos he tarvitsevat tukea, niin on sitten tällainen ulkomaan tukibudjetti. Britanniassa on suuri budjetti tähän ja me maksamme EUn kautta myöskin tähän, eli kahdellakin tavalla maksamme. Eli olisi parempi, että jäsenvaltioilla olisi oikeus valvoa rajojaan ja jos tarvitaan apua kriisissä, niin sitten voidaan katsoa, miten muut valtiot voivat auttaa arvoisa puhemies Edustaja minuutti. Niin nyt kun tätä keskustelua käydään, Antonio Megalitti tällä hetkellä taistelee hengestään ja haluaisin nyt muistaa tätä islamistiterrorismin uhria. Ja tämä liittyy siihen, mitä halusin sanoa koska nyt kun ajatellaan maahanmuuttajatilannetta, niin siellä mukana saattaa olla islamistiterroristeja, jotka ovat taistelleet ISISin riveissä. Ja sitten maahanmuuttajien mukana he ovat tulleet Bosnia-Herzegovinaan. Ja yksi bosnialainen toimittaja totesi hiljattain, että on vaarana, että nämä henkilöt, ottavat yhteyttä nuoriin muslimeihin Bosnia-Herzegovinassa ja radikalisoivat heidät. Eli tämä täytyy olla asia, johon EU, jossa EU toimii. Meidän täytyy torjua radikalisoitumista. Meidän ei pidä ainoastaan puhua tästä, vaan meidän täytyy torjua niitä, jotka kiihottavat nuoria muslimeja terrorismiin. Meidän täytyy torjua islamistiterrorismia ja meidän on turha puhua tästä teko, tekopyhänä. Meidän täytyy puhua suoraan ter- islamista terrorismista. Domnul Diaz de Mera. Kiitos ja edustaja Diaz de Mera, kaksi minuuttia. Puhemies, pakolaisten ja maahanmuuttajien tulo Bosnia-Herzegovinaan on lisääntynyt kovasti. Yli 22 000 ihmistä on rekisteröity maahan tulleeksi vuoden alusta alkaen ja verrattuna yli 700 tapaukseen edesnä vuonna. Moni pyrkii Bosnian kautta pääsemään Kroatiaan ja Euroopan unioniin. Toiset taas jäävät maan sisälle. UNHCR arvioi, että noin 6 000 ihmistä on ollut marraskuun puolessa välissä Bosnian alueella paikallisyhteisöt ja kansainväliset järjestöt ovat antaneet heille elintarvikkeita ja mm, lääkehoitoa ja mm, ottanut heidän vastaan, mutta siinä maassa ei ole tarpeeksi kapasiteettia toimia ja Euroopan unioni on antanut yli 2 miljoonaa euroa lyhyen ja keskipitkän aikavälin apuun. Tämä auttaa hiukan vain eh, palvelujen tarjoamista näille, jotka ovat kaukana muuttoreitiltä. afganistanilaisia, pakistanilaisia ja syyrialaisia on eniten ulkomaalaisten keskuudessa ja viime aikoina muuttopaine on lisääntynyt ja tämä on johtanut siihen, että järjestäytyneet rikollisryhmät ovat lisänneet ihmiskauppatoimiaan ja siksi Europol on maininnut prioriteettina tämän alueen, kun yhteistyötä on lisättävä. Meidän perusoikeuskirjamme ja ihmis, kansainvälinen ihmisoikeussopimus ja 1951 pakolaissopimus ja vuoden 67 pöytäkirja. Kaikkien näiden pohjalta meillä on sitoumuksia humanitaarisesti ja voin vain kiittää niitä jäsenvaltioita, jotka allekirjoittivat Marrakesin eh, maahanmuuttosopimuksen ja me olemme ihmisoikeuksien puolustajia ja siksi olemme tähän sitoutuneita. Kiitos. Kiitoksia. Me haluamme nyt tietää, mitä Bosnia-Herzegovinassa on tapahtunut. Balkanin reittihän suljettiin ja nyt tällä alueella on tuhansia ihmisiä edelleen paossa. He elävät katastrofaalisissa oloissa ja usein he yrittävät päästä tilanteestaan eteenpäin epätoivoisesti ja Tähän liittyy sitten ihmis, ihmisten salakuljetus. Ja Matilda Rusina kuoli hiljattain ja tätä asiaa on alettu tutkia, tutkia. Ja meidän täytyy saada selkeyttä siihen, mitä oikeasti tapahtuu, kuinka paljon näitä ihmisiä on, millaisia välineitä on käytetty ja kuinka paljon varoja on käytetty näihin asioihin ja miten tätä asiaa voitaisiin ratkaista. Nämä ongelmat eivät ratkea, jos silmät ummistetaan. Ja meidän täytyy Vuonna 2015 tahan toiminnallamme oli kohtalokkaita seurauksia, eli komission on opittava nyt virheistään. Äh, Domnul Kölmel. Kiitoksia sitten edustaja Kölmel, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tämä keskustelu jälleen kerran osoittaa, että tietyt puhujat ovat pyrkineet ottamaan esiin humanitaarisia aspekteja – ja tällä tavalla sitten heikennetään EUn jäsenvaltioiden itsenäisyyttä. Ja siihen kuuluu rajavalvonta. Ei ole mikään uusi tieto, että valtaosa maahanmuuttajista ovat elintasopakolaisia, eli he eivät ole mikään poliittisen sorron kohteita, vaan he vain haluavat parempaa elämää. Ja se on ihan oikein, mutta EU-maat eivät voi rajatta, rajattomasti ja hallitsemattomasti ottaa näitä ihmisiä vastaan. Me olemme jo nähneet, millaisia ongelmia tämä aiheuttaa. Ja Guolle haluaisin sanoa, että te olette häpeämättömällä tavalla yrittänyt heti leimata kaikki maahanmuuttajat ikään kuin pyhimyksiksi. On selvää, että kaikki maahanmuuttajat eivät ole rikollisia. Olisi typerää sanoa niin, mutta tietysti niin heidän joukossaan on myös rikollisia, ja siksi meidän täytyy valvoa rajoja. Selimovic, un min... Kiitoksia. Sitten Selimovic, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Bosnia Herzegovina pitkälti tähän asti on ollut tällainen maa, mistä nuoret ovat lähteneet. Nyt tilanne on muuttunut ja meillä on paljon ihmisiä, 23 000 tänä vuonna pelkästään, jotka ovat tulleet maahan. Tämä nähdään kautta kulkumaana, tätä kautta halutaan EU, niin sitten jäädään jumiin tähän rajalle. Maan mahdollisuudet tarttua tilanteeseen ovat varsin rajallisia. Siellä on vain kaksi turvapaikkakeskusta ja se on tavallaan improvisoinut äh, ja pyrkinyt sijoittamaan ihmisiä hylättyihin äh, tehtaisiin. Eli kyllä siellä ihmisiä on myös taivaan alla ja pakkastakin alkaa olla ja päivät vain kylpenevät, kylmenevät. Tiedän, että sillä ei ole hallinnollisia eikä taloudellisia resursseja vastata tilanteen tarpeisiin ja meidän velvollisuutemme on auttaa. Tähän mennessä kansalaiset ovat auttaneet. Maa on tehnyt parhaansa tilanteen käsittelyssä, mutta rajatilanne on kuitenkin kriittisessä vaiheessa väkivaltaisuuksia on tapahtunut rajalla. Olemme saaneet raportteja paikan päältä ja olen nähnyt myös Human Rights Watchin raportin, jossa todetaan, että poliisi käytti väkivaltaa siirtolaisia vastaan ja työnsi heidät takaisin Bosnian puolelle. Ja tämä epäinhimillinen kohtelu pitää lopettaa ja pitää, sitä pitää tutkia, niin kuin komissaari sanoi. Olen hyvin kiitollinen komission myöntämästä avusta. Mielestäni tätä apua pitäisi vielä lisätä ja Bosnian kumppanimaan, kumppanina meidän pitää antaa hallinnollista apua jotta se pystyy toimimaan tässä tilanteessa. Kiitos. From our colleague, Mr. Coburn. Coburnilta sininen kortti. Yeah, please. Thank you, Mr. President. Kiitoksia. Uh, not forgetting... Kiitoksia puhemies. Ei pidä unohtaa sitä, että Jeesuskin oli pakollinen tähän aikaan vuodesta, eikä haluta olla julmia ihmisiä, jotka kärsivät syystä tai toisesta. Mutta ainoa ongelma tässä on se, että sanomme enemmän varoja ja autamme ihmisiä vieläkin enemmän. Tämä rohkaisee siihen, että tulee yhä enemmän pakolaisia tai taloudellisia pakolaisia. En minä syytä heitä, jos olisin heidän tilanteessaan, tulisin itsekin länteen, mutta ongelmana on se, että meillä ei ole varaa tähän ihmisillä on täällä tarpeeksi vaikeuksia löytää itse työpaikkaa. Varmasti olet samaa mieltä siitä, että jos jatkuvasti jaetaan rahaa, niin se vain rohkaisee yhä suuremman määrän ihmisiä tulemaan tänne. Mr. Kiitos edustaja Selimovic. Kiitoksia herra Köyvön kysymyksestänne. Olen täysin eri mieltä kansanne, koska jos jos annetaan teknistä ja hallinnollista apua maalle, se ei tar- tarkoita yhtään mitään siirtolaisille. He eivät edes tiedä sitä mitään. Se ei vaikuta mitenkään heidän tilanteeseensa. Eivät he tule tämän takia tänne, eivätkä pidättäydy tänne tulemasta johtuen tästä. Tämä auttaa vain näitä vastaanottajamaita hoitamaan tilanteen kunnollisella ihmisellä tavalla, mikä on meidän velvollisuutemme. Kiitoksia kysymyksestä. Doamna Bilde, un minut. Kiitos. Ja sitten edustaja Bilde, yksi minuutti. Joo. Kiitoksia. Balkanin talvi on hyvin julma ja jopa kansainvälisen maahanmuuttajajärjestön edustajan todennut tämän. 85 prosenttia maahanmuuttajista Bosnia-Herzegovinassa ovat todellisuudessa elintasopakolaisia ja tämä osoittaa, että tämä maahanmuuttaja virasta ei ole puhuttu rehellisesti. Uusi Balkanin reitti asti on toiminut erittäin hyvin ja kolme neljäsosaa näistä maahanmuuttajista Bosnia-Herzegovinassa pääsevät sieltä eteenpäin. He siirtyvät Eurooppaan ja useimpia heitä ei karkoteta. Tämä on EUn syytä. EU on maksanut miljoonia maahanmuuttajakriisissä, mutta todellisuudessa ainoat ihmiset, joita meidän tulee tukea, ovat Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan viranomaiset, hehän ovat pyrkineet torjumaan maahanmuuttajavirtaa. Kaikki muut ovat tästä, tässä asiassa jo antaneet periksi. Minut. Kiitos. Edustaja Koija, kaksi minuuttia. Kiitos. Euroopan unioni on vapauden ja turvallisuuden alue, ja siellä on perusoikeuksia noudatettava. Se, mitä kuullaan Kroatian Bosnian rajalta, on todella huolestuttavaa. Kukin jäsenvaltio voi päättää, kenet päästää, päästää alueelleen, mutta kun on olemassa vapaan liikkumisen alue, niin ulkorajoista kussakin maassa tulee yhteisiä ulkorajoja. Ja siksi me tarvitsemme yhteiset säännöt sille, miten toimitaan ulkorajoilla. Kyseessä on Schengenin säännöt ja pitää yhdessä päättää, mitä tarkoitetaan eh, turvapaikkaa mahdollisuuksilla ja ihmisten palautumisilla. Tarvitaan selkeitä ratkaisuja ja siksi pyydämme, että Euroopan komissio käyttäisi Schengenin arviointimekanismeja niin, että voitaisiin esittää ratkaisuja nopeasti. Tämä ei tarkoita avointen ovien politiikkaa, vaan yksinkertaisesti sitä, että ulkorajaa valvonnassa ei voi tehdä mitään vaan, vaan pitää ihmisoikeuksia kunnioittaa. Tämä on oire siitä kykenemättömyydestä, mitä jäsenmatillaan toimia, ei pystytä hyväksymään niitä uudistuksia, joita tämä parlamentti on aina puolustanut. Tarvitaan sellainen palautuspolitiikka, joka toimii. Tarvitaan eurooppalainen turvallisuus politiikka, joka toimii. Tarvitaan sellainen virasto, jolla on enemmän varoja ja joka on vankka ja toimintakykyinen. Hyvä puhemies, tässä joutuvat maksamaan kaikkein haavoittuvissa asemassa olevat ihmiset. Kiitos ja sitten Pitsula yksi minuutti. Kiitos puhemies. Koko tämän vuoden ajan Kroatiassa on nähty, miten rajattomia ylityksiä tapahtuu yhä enemmässä määrin, erityisesti naapurimaasta Bosnia-Herzegovinasta 57 prosenttinen lisäys verrattuna edelliseen vuoteen. Haluaisin muistuttaa siitä, että Kroatialla on pisin maaraja EU-ssa, ja kun se suojelee rajaa, se ei seuraa naapurimaidensa esimerkkiä muissa EU-maissa, jotka suojelevat äh, rajojaan piikkilanka-aitoon. Nyt on yli 6000 on tuhansia siirtolaisia, jotka elävät tällaisissa leireissä lähellä rajaa. Jäseninä odottamme voivamme liittyä pian Schengen alueeseen ja Kroatia on tietoinen siitä, että muuttoliike on globaali kysymys. Siksi on se tukanut myös Marrakesin globaalia maahanmuuttosopimusta. EU voi odottaa tietysti jäsenvaltiota, että noudatetaan perusihmisoikeuksia ja sen pitää tutkia kaikkia niitä, jotka ovat rikkoneet kyseisiä oikeuksia. Samanaikaisesti EU pitää auttaa maita taloudellisella avulla, rajoitulla sellaisella ja reagoida tähän yhteiseen valtavaan eurooppalaisen ongelmaan. Kiitos, Jampatsi. Yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, Kroatian toiminta on täysin perusteltua. Sillä on oikeus suojella omia rajojaan. Ja kysehän on vielä EUn ulkorajoista. Eli tällä tavalla suojellaan meitä kaikkia. Eli Kroatiaa ei voida syyttää siitä, että se tekee sen, mikä on oikein. Eli meidän ei pidä kannustaa rikollisuutta, koska rajan ylittäminen laittomasti on rikos eikä mikään pelkkä rikkomus ja siihen ei tule kannustaa. Rajan saa ylittää ainoastaan virallisessa ylityspisteessä. Eli kaikki tällaiset keskustelut ja neuvottelut, jotka kannustavat laittomaan maahanmuuttoon, on EUn sääntöjen vastaista. Laiton maahanmuutto ei ole mikään perusoikeus tai ihmisoikeus, mutta sen sijaan kansalaisten hyvin voinnin suojelu on jokaisen jäsenvaltion velvollisuus. Kiitos. Onko sinisen kortin kysymys siellä? Kyllä. Kollega, otatteko sen vastaan? Hyvä, hyväksytte. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin esittää kysymyksen edustaja Zapatskille, koska hän niin kovasti korostaa sitä, että tässä edistetään laitonta maahanmuuttoa. Haluaako joku laitonta maahanmuuttoa todellakin Euroopassa, sillä jotkut ne, jotka puhuvat ihmisoikeuksien puolesta ja sen puolesta, että käytetään kaikkien eurooppalaisten varoja oikealla tavalla ja korostetaan sitä, että pitää toimia eh, kansainvälisen oikeuden mukaisesti, pitää toimia rajoilla kunnolla, pitää toimia myös eh, niiden sopimusten pohjalta, mitä on tehty, myös maahan maahanmuuttajien vastaanoton osalta? Kuka haluaa laitonta maahanmuuttoa Euroopan Ransan Patski? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Monet kollegat, jotka nytkin ovat paikalla, ovat edistämässä laitonta maahanmuuttoa ja perustelevat sitä. Täällä on ihmisiä, jotka kannattavat laitonta maahanmuuttoa ja se on haitallista. Tästä on haitta omille kansalaisillemme ja sosiaaliselle hyvinvointijärjestelmälle eri jäsenvaltioissa. On turha kuvitella, että laiton maahanmuutto olisi ihmisoikeus. Edustaja Rados, minuutti 30 sekuntia. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kroatia on tilanteessa, jossa jäs, naapurimaat, jotka ovat avanneet rajansa, koska eivät pysty valvomaan rajojaan ja maahanmuuttovirtoja. Sitten muut naapurimaat, jotka ovat vastaanottajapuolella, ovat äh, asettaneet piikkilankoja esteeksi. Me olemme kuitenkin allekirjoittaneet erilaisia kansainvälisiä sopimuksia mukaan lukien maahanmuuttosopimus, mutta samanaikaisesti ei ole keinoja noudattaa näitä kansainvälisiä periaatteita ja tämän takia olemme joutuneet tähän tilanteeseen. Me puhuimme, puhumme tänään EUn oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta, mutta siellä todetaan, että se tämä muuttoliikepolitiikka ei toimi hyvin, sitä ei täytäntöön panna kunnolla. Samanaikaisesti raportissa todetaan, että tietyt osat, jotka ovat kulkualuetta, rikkovat Dublinin säännöstöä, joten meidän pitää harkita, miten voidaan osoittaa solidaarisuutta eri maita kohtaan, olevat ne sitten EU-maita tai eivät. Paljon hrvatskin policaitsin. Petir, kaksi minuuttia. Niin, minä haluaisin kiittää Kroatian poliisia siitä, että siellä ammattimaisesti toimitaan ja suojataan ulkorajaa. Näin suojataan eurooppalaisia ja kroatialaisia, yli 20 000 turvapaikanhakijaa tuli Bosnia-Herzegovinaan ja 4000 pyysi humanitaarista apua. 2018 EU antoi 2 miljoonaa heidän vastaanotolleen ja humanitaariseen apuun. Kriisin alusta on annettu 31 miljoonaa euroa. Nyt pitää auttaa Bosnia-Herzegovinan viranomaisia tällä hetkellä ja kansainvälisiä järjestöjä sillä tavoin, että ne pystyvät auttamaan apua tarvitsevia. EUn avustusta on lisättävä Bosnialle niin, että Bosnia voi ratkaista turvapaikkahakemuksia ja palauttaa ne ihmiset kotimaahansa, jotka eivät täytä turvapaikkavaatimuksia. bosnia on käytettävä näitä varoja sillä tavalla, että voidaan myös edistyä radikalisoinnin tukahduttamisessa, koska sitä on yhä enemmän tuossa maassa. Ihmiset ovat aina eläneet rauhanomaisesti, mutta kuitenkin on uusia arvoja, joita ajetaan ja ne ovat vaarana tämän alan turvallisuudelle. Radikalisointiin liittyvä rahoitus pitää pysäyttää myös radikalisointi, jos halutaan välttyä niiltä tragedioilta, mitä on Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa ollut. Kiitos oikein paljon edustaja Kiinkin puolitoista minuuttia. Grazie, Kiitoksia puhemies. Sen jälkeen kun Unkarin raja suljettiin, oli helppo kuvitella, että Balkanin reitti siirtyisi. Viime vuonna tilanne Bosnian ja Kroatian rajalla oli jo hyvin vakava ja sieltä raportointiin ihmisoikeusrikkomuksista ja myöskin turvapaikkaoikeusrikkomuksista. Ja talven myötä tilanne vain pahenee maahanmuuttajia ja pakolaisia käännytetään jatkuvasti takaisin rajalta, ja he ovat joutuneet ihmissalakuljettajien ja rajapoliisin ilkeän pelin uhreiksi. Tällä alueella on ainakin 5000 henkeä. He kärsivät kylmyydestä, aliravitsemuksesta ja ala-arvoisesta hygienisestä tilanteesta. Jokaista ihmiselämää pitää kunnioittaa. Ja muutama päivä sitten Marrakeshissa – parlament, Euroopan parlamentin valtuuskunta tuki täysimittaisesti Global Compact-sopimusta, joka liittyy maahanmuuttoon. Mielestäni tämä pitää ottaa huomioon myöskin meidän työssämme. Emme voi sallia sitä, että Kroatia ja Bosnia-Herzegovina joutuvat yksinään hoitamaan tätä kriisiä. Ja muistuttaisin, että vuoden alusta lähtien noin 23 000 ihmistä on tullut Bosniaan ja ovat pyrkineet Eurooppaan. Ihmis oikeudet eivät pysähdy rajoille, vaan ne kuuluvat jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle. Ja olen ylpeä siitä, että voin vielä todeta Euroopan parlamentissa, että inhimillisyyden pitää olla toimintamme ytimessä. Meidän täytyy pyrkiä yhteiseen hyvään ja meidän tulee suojella joka ikistä ihmistä. Kiitos ja periaate yksi minuutti. Ehm, Kiitoksia puhemies. Mm-hmm. esittelen seuraan jatkuvasti, mitä tässä maassa tapahtuu ja olen itse vierailut paikalla ja mielestäni siellä on aika rohkaisella tavalla käsitellyt tilannetta. Nyt kuitenkin talven tullessa ongelma mutkistuu. Tämän lisäksi on niitä siirtolaisia, jotka on työnnetty Kroatiaan ja tätä asiaa on alettu politisoida. Kuulin äsken kollegaa äärioikealta, joka sanoi, että Putin on ollut mukana tilanteessa Bosnia-Herzegovissa viimeisissä presidentinvaaleissa, mutta mielestäni tässä en, en tule ole järkeä. Kuten komissaari sanoi, meidän pitää auttaa Kroatiaa ja yrittää rauhoittaa kuumentuneita tunteita. Sitten osioilman puhujalistaa. Tässä on viisi puheenvuoropyyntöä esitetty. Ensiksi Selian Zovko. Kiitos puhemies. Kuten Preda Bosnia-Herzegovinan esittelijä sanoi, Bosniassa politisoituu tämä turvapaikanhakija-asema. Ongelma ei ole raha, raha on tarpeeksi, mutta siirtolaisia on siellä Kroatian EU-rajalla. Kroatian velvollisuus on valvoa rajojaan ja EUn turvallisuutta. Kroatia toimii kaikkien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Minä haluaisin vedota Sarajevon hallitukseen. Voitaisinko siellä nyt vihdoin pyrkiä tämä ongelma ratkaisemaan eh, vakavalla tavalla yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa ja pyydän, että kaikki pyrkisivät ongelman ratkaisemaan siellä, missä se on alkanut. Meillä on tarpeeksi rahaa. Ei maahanmuuttaja voi lähettää EUn rajoille eikä turvallisuusasioihin voi näin puuttua. Grappini. Presidente, domnule komissar, voi pleca... Puhemies, arvoisa komissaari, haluaisin lähteä liikkeelle siitä, mitä te sanoitte. Tämä on vaikea tilanne siis paikalliselle väestölle. Meidän ei pitäisi kiirehtiä ja alkaa syynnellä, syytellä Kroatia tai Bosnia-Herzegovina. EU-toimielinten pitää ymmärtää, että he eivät ole säännelleet kaikkea ja että on tietyt menettelytavat turvapaikkakysymyksissä ja, ja niin edelleen, mutta joka päivä kuitenkin tapahtuu terroristi-iskuja. Täällähän oli juuri sellainen tapahtuma. Ja jopa hyvinkin varustautunut maa kamppaili siinä, että saa tarpeeksi poliiseja kadulla ja siltikään ei onnistuta estämään terroristi-iskuja. Ja komission pitää huolella analysoida, mitä tapahtuu muuttoliikekysymyksissä ja turvapaikkakysymyksissä. Tietysti pitää noudattaa ihmisoikeuksia, pitää puhua myös kansalaisten suojelusta. Me emme puhu nyt laajasta siirtolaisuudesta, vaan taloudellisesta. Edustaja. Edustaja Marias. Kiitoksia. Kollegat totesivat, että Bosnian ja Kroatian rajalla on ongelmia. 5500 maahanmuuttajaa on paikalla. Ja miettikää sitten tilannetta Samosin saarella. Yhdellä saarella on 6000 laitonta maahanmuuttajaa ja pakolaista. Mutta mitään ei ole puhuttu ratkaisuista. Ainoastaan on esitetty toiveita. No, miten nämä ihmiset pääsivät paikalle? Tulivatko he muiden maiden läpi? Sanotaan, että he tulivat Turkista, mutta miten he sitten päätyivät Bosniaan? Tulivatko he Turkish Airlinesilla? Siis kenen velvollisuus on se, että ihmiset ovat saapuneet tälle rajalle? Bosnialla itselläänkin on tiettyjä velvoitteita. Sehän on solminut sopimuksen EUn kanssa. Ja sitten joku puhui Kroatiasta ja Schengen-alueesta. Jos te tulette Schengen-alueelle, niin sitten teistä tulee magneetti näille ihmisille, ikään kuin Kreikasta on tullut. Edustaja Ward. Shame on members on the far right who are... Häpeä äärioikeisto, joka hyväksikäyttää täällä tapahtunutta strategia Strasbourgissa. Tätä kautta ilmaisevat rasistisia ja islamofobisia näkemyksiä Maahanmuutto on jatkuva inhimillinen ilmiö, kun elämä on kestämättömällä pohjalla johtuen nälänhädästä, köyhyydestä, ilmastonmuutosta, sodasta ja niin edelleen, niin ihmiset kyllä lähtevät aina liikkeelle. Me olemme kaikki osa tätä ongelmaa ja meidän pitää yhdessä ratkaista kysymys inhimillisellä tavalla. Hy- ystäväni Jusek on bosnialainen pakolainen Balkanin sodan ajalta. Hän tietää, mitä tarkoittaa menettää kaikki, kärsiä köyhyydestä. Mutta mitä hän tekee? Niin, hän auttaa pakolaisia ja siirtolaisia omassa kotimaassaan, kun hän on palannut. Hän auttaa heitä myös täällä eh, Ranskassa, jossa hän nykyään toimii. Hän on henkilö paikan päällä Pariisissa, joka, tai Kalen alueella, joka on auttanut maahanmuuttajat, jotka ovat joutuneet tästä Kalen virkosta pois. Ja pyydän kaikkia tekemään jotakin, koska Kalessakin talvi lähestyy. Kiitos edustaja Schlein. Se presidente, mi fa piacere che... Kiitoksia. On hienoa, että komissio vihdoinkin on alkanut puhua tilanteesta Bosnian ja Kroatian rajalla. Kolme kuukautta sitten 20 kollegan kanssa pyysimme, että komissio valvoisi tätä epätoivoista tilannetta. Alueella on tuhansia ihmisiä, jotka ovat jääneet oman onensa nojaan hirvittävissä olosuhteissa. Human Rights Watch hiljattain vahvisti sen, mistä on puhuttu viime kuukausina. Komission, komissio tietää, miten Kroatian viranomaiset rikkovat jatkuvasti lakeja – ja mitä komissio aikaa tehdä nyt tälle tilanteelle, ja jotta voidaan tutkia näitä syytöksiä ja toimia sillä tavalla, että ihmisten ihmisarvoa kunnioitetaan. Ja sitten on näitä brutaaleja käännytyksiä. Näille ihmisillähän on oikeus hakea turvapaikkaa Euroopassa ja tässä tapauksessa Kroatiassa. Ja meidän pitää myöskin, me tarvitsemme riippumatonta valvontaa tilanteessa, koska jos te ette pysty toimimaan solidaarisesti, niin siitä maksavat sitten nämä ihmiset ja muut jäsenvaltiot. Kiitos. Kiitos ja komission jäsen Androkaitis, olkaa hyvä. Voitte käyttää loppupuheenvuoron. Kiitos puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää tästä hyvin mielenkiintoisesta ja hyvin ristiriitaisia eh, käsityksiä esille tuoneesta keskustelusta. Minä en mitenkään voi yhtyä niihin, jotka komissiota syyttävät. Tietysti kaikki olemme vastuussa, tämä on aivan selvää ei epäilystäkään. Ja tietysti meidän pitää tehdä lisää, mutta ei voi kuitenkaan syytellä toisiaan tai komissiota, koska me olemme todella sitoutuneita tähän työhön. Komissio tekee töitä joka päivä. Tiedämme, että ongelmia on paljon. Euroopan unioni on nopeasti vastannut. Humanitaarista apua on annettu kahden miljardin edestä, kun siellä Bosniassa on ollut humanitaarisia tarpeita. Tämä apu annetaan YK-virastojen kautta ja annetaan ruokaa, vaatteita, lääketarpeita, suojaa, tiedetään, että nyt on hyvin vaarallista, koska on talvi ja kylmä. Komissio on antanut yli 7,2 miljoonaa, voidaan lisätä identifiointi, rekisteröinti ja maahanmuuttajien suojelukapasiteettia on tuettu rajapoliisia ja pyritty löytämään hyvät asumukset talven varten. Komissio on koko ajan antanut Bosnia-Herzegoville apua myös niille kaupungille, joissa näitä ihmisvirtoja on viime aikoina ollut ja on annettu 24,6 miljoonaa 2007 alkaen Bosnia-Herzegovinan rajavalvontaan. Voin vakuuttaa, että komission yhteydessä Kroatian hallitukseen – sen suhteen, miten pannaan täytäntöön turvapaikkalainsäädäntöä ja alueelle päästämislainsäädäntöä ja tämä koskee myös sitä, että kiistetään ihmisten oikeus hakea turvapaikkaa, kun tullaan ulkopuolelta, mutta näitä keskusteluja on jatkettava ja luotetaan siihen, että Kroatia aikoo jatkossa tehdä läheistä yhteistyötä bosnia herzegovinan kanssa ja noudattaa sääntöjä. Komissio muistuttaa samalla, että Bosnia-Herzegovinan on tärkeää ponnistella yhä enemmän, jotta voidaan koordinoida eh, toimintatapoja ja mm, panna paremmin täytäntöön omia turvapaikkahakokäytäntöjä. Bosnia-Herzegovinan hallituskin tarvitsee tukea siellä tarvitaan lisää kapasiteettia ongelmien ratkaisemiseen. Haluaisin myös korostaa eh, vastavuoroisen koordinaation tärkeyttä ja voin vakuuttaa, että komissio on todella pyrkinyt siihen, että voidaan välttyä tilanteen huonoiselta paikan päällä. Meidän on tehtävä kaikki voitamme, niin kuin teemmekin. Hyvä puhemies, hyvät edustajat tästä keskustelusta. Kiitos puhemies. Ja näin tämä keskustelu on loppunut. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Nyt pääsemme seuraavaan asian esityslistallamme. Ja kyseessä ovat kiireiset tapaukset ihmisoikeusrikkomuksia koskien. Ja nyt puhumme Iranista, erityisesti Nasrin Sotudehin tapauksesta. Ja annan puheenvuoron edustaja Hautalalle kaksi minuuttia. Uh, Huomenta puhemies. parlamentissa nyt puhumme Nasrin sotudesta ja erityisesti hänen syytteeseen panostaan. Hän on rohkea ihmisoikeusjuristi ja hänet on pidätetty ja tuomittu sen takia, että hän tekee työtä ihmisoikeuksien puolesta Iranissa. Hän puolusti erityisesti naisten oikeuksia, jotta heitä ei pakoteta käyttämään huntua. Minä uskon, että Iran Niillä ei voi olla hyvää tulevaisuutta ilman, että nais, naiset saavat paremman voiman voimakkaamman aseman ja siksi siellä yritetään nyt kovasti osoittaa, että naiset ovat tärkeä voima, voimavara maassa. Me vaadimme siis välitöntä, ehdotonta Nasrin sotuden vapauttamista Nasrin Sotude on 2012 Saharov-palkinnon saaja. Meillä on erityinen velvollisuus seurata hänen elämäänsä, hänen työtään ja milloin tahansa Saharov palkinnon saajat ovat vainon alla. Me reagoimme, käytämme diplomaattisia kanavia, mutta nyt on myös aika ilmaista näkemyksemme, huolemme, vaatimuksemme julkisesti täällä Euroopan parlamentissa. Me vaadimme myös, että Iranin edustusta, joka edustaa siis siellä EUta ja sen jäsenvaltioita, seuraa hänen tilannettaan, vierailee vankilassa hänen luonaan ja välittää meidän vaatimuksemme vapauttaa hänet välittömästi ja ehdoitta. Edelleen tämä päätöslauselma koskee pitkälti esitti hiljaisia huolenaiheita koskien elinoloja ihmisten parissa Iranissa ja haluamme ilmaista solidarisuuttamme niitä kohtaan, jotka kärsivät kuivuudesta, yhä huonommista elinoloista ja mielestäni on meidän oikeutemme ilmaista solidarisuuttamme näitä ihmisiä kohtaan. Lopuksi vielä meidän pitäisi olla tietoisia siitä, kuinka haitallisella tavalla YK sanktiot vaikuttavat Iranin kansalaisiin. Tanok, un minut. Kiitos ja edustaja Tannak yksi minuutti. Puhemies, on hienoa, että tänään puhumme Nasrin Sotudehista. Hän on Sahroin palkinnon saaja ja tärkeä ihmisoikeusaktivisti eh, aktivisti ja asianajaja Iranissa. Se, miten aktivisteja vainotaan, osoittaa, että Iranissa ei ole perusoikeuksia teokraattisen hallituksen hallitessa. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että tämä on mikään yksittäistapaus. Minä kovasti olen aina ollut JCPOEn takana. Tämä on tärkeä sopimus, mutta kuitenkin on aina korostettava, kuinka vaikea ihmisoikeustilanne Iranissa on pitkään ollut. Tässä päätöslauselmassa otetaan myös esille kaksoiskansalaiset, jotka on Iranissa pidätetty, muun muassa EU-kansalaisia Nazarin ja Sakri Ratref ovat myös esillä, kun puhutaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa mm, ja EUn suhteisiin. Toivottavasti hän voi palata jouluksi kotiin. Kiitos ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Erstä. Kiitoksia. Haluaisin sanoa kolme asiaa. Me olemme solidaarisia Tämä koskee kaikkia ihmisiä Iranissa, jotka ovat pyrkineet torjumaan korruptiota. Heidän elinolosuhteistaan on tullut sietämättömät, kun ajatellaan vaikka rekakuskaa, jotka eivät saa palkkaa, tai ympäristöaktivisteja, jotka yrittävät torjua ilmastonmuutosta. Ketään ihmistä ei saa pidättää vain siksi, että hän osoittaa mieltään. Tällaista ei voida hyväksyä ja toinen asia on se, että vaadimme, että Nasrin Sotude ja hänen miehensä vapautetaan välittömästi. Sotude on rohkea aktivisti, joka on jäänyt Iraniin. Hän edustaa naisia ja taistelee naisten vapauksien puolesta. Ja on käsittämätöntä, että Saharov-palkinnon saaja on heitetty vankilaan ja sitten kuitenkin odotetaan, että tukisimme Irania. Mutta me tuemme niitä naisia, jotka ovat vankilassa vain siksi, että he eivät halunneet käyttää huivia. Ihmiset ovat syntyneet vapaina ja näin heidän pitäisi myöskin näin pitäisi olla koko elämän ajan. Ja kolmas asia on se, että me emme halua pahentaa tilannetta ja meidän täytyy nyt katsoa, miten Yhdysvaltojen presidenttikin on toiminut vastuuttomasti tässä tilanteessa, mutta Euroopassa meillä pitää olla itsenäistä lähi politiikkaa ja meidän täytyy miettiä myöskin näitä sanktiokysymyksiä. Kiitos. Edustaja Gomes, yksi minuutti. Today was in jail when you awarded... Puhemies, kun hän sai palkinnon vuonna 2012, hän Nasrin Sotude oli vankilassa. Hän ei koskaan päässyt tapaamaan meitä koska hän on ollut useita vuosia jo vangittuna johtuen siitä, että hän ajaa naisten oikeuksia ja ihmisten oikeuksia. Hänen aviomiehensä on myös tuomittu, koska äh, häntä syytettiin myös propagandan levittämistä hallintoa vastaan. Ja hänkin edisti hunnutonta käyttäytymistä uskomattomia syytökseen. Tämä osoittaa, millaisen tragedian Iran on joutunut. Toisaalta elinvoimainen kansa, ylpeä sivilisaatiossa on täynnä mahdollisuuksia toisaalta ja sitten tällainen arkainen vanhentunut valta, joka käyttää brutaalia voimaa kansalaisen vastaan. Uusi huumelaki on ollut myönteistä on säästänyt tuhannet kansalaiset kuolemanrangaistusta tapahtuu uskosta vainontaa ja muuta. Tämä liittyy tähän sortotoimiin ja tämä heikentää kansalaisten oloja, jotka kuitenkin rohkeasti vastustavat tätä. Kun viime helmikuussa olin vierailulla maassa delegaation kanssa, tunsin, että ihmiset olivat paljon äänekkäämpiä ja vaativampia. Vaadimme siis kaikkien poliittisten vankien, vankien vapauttamista. Mitä enemmän tässä on kyse myös ihmisoikeuksista ja meidän pitää puhua yhä enemmän ihmisoikeuksista ja vaatia, että tällainen sorto ja lannistaminen loppuu. Saanko yksi minuutti? Kiitos. Nasrin Sutude, ihmisoikeuslakimies, on tärkeimpiä ja rohkeimpia ihmisoikeuksien puolustajia. Hän ja hänen perheensä on joutunut maksamaan tästä hurjan hinnan, että hän on työtään tehnyt. On hienoa, että annamme hänelle Saharvin palkinnon, mutta sen takia meillä on myös vastuu puhua hänen vapautensa puolesta. Islaminen tasavalta on taas osoittanut todelliset värinsä, kun Nasrin Sotune on taas laitettu vankilaan siitä syystä, että hän on puolustanut niitä rohkeita naisia, tulee rohkeita naisia, jotka haluavat vapauden käyttää tai olla käyttämättä hijab-huivia. Ja on tärkeää, että korkeadusta ja Mogherini sekä yksityisesti että julkisesti puhuisi eh, eri yhteyksissä islamilaisen tasavallan edustajien kanssa. Hänen pitää edustaa ja ajaa kaikkien iranlaisten oikeuksia, erityisesti ihmisoikeusaktivistien ja niiden naisten, joiden tehtävä on merkittävä, kun he eivät halua, että heidät pakotaan käyttämään uskonnollista symbolia. Kiitos. Minut. Kiitos ja sitten tunne Kelam, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tämä on symbolista, kun ajatellaan nyt Iranin ihmisoikeustilannetta, että tunnettukin ihmisoikeusaktivisti ja Saharov-palkinnon saaja kuuden vuoden takaa Nasrin Sotude on ollut vangittuna jo yli puolen vuoden ajan. Hän vastusti hijab-lakeja Iranissa. Ja maailmassa, eh, tässä maassa on protestoitu koko vuoden ja Amnesty Internationalin viimeisessä raportissa viime viikolta todetaan, että Iranissa on monitahoinen kriisi, johon liittyy poliittista, taloudellisia ja ihmisoikeusongelmia. Viranomaiset ovat lisänneet sortoa ja kyse ei enää ole pienistä ihmisryhmistä, vaan Kyse on opettajista, ympäristöaktivisteista, työntekijöistä, opiskelijoista, kansallisista ja uskonnollisista vähemmistöistä, jotka ovat vastustaneet sitä, että sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet ovat huomattavasti heikentyneet. Me vaadimme siksi, että ensinnäkin välittömästi vapautetaan Nasri Satudeh, mutta pelkästään kyseleminen ja pyytäminen ei riitä – jotta oikeasti pystyisimme vaikuttamaan Iranin hallinnon toimintaan. EUn ja jäsenvaltioiden hallitusten pitää yksimielisesti toimia, ja Euroopan parlamentti jo kauan sitten laati päätöslauselman, ja taloudellinen ja poliittinen edistys suhteissamme liittyy siihen, miten ihmisoikeustilanne paranee kansalaisten oikeudet ja ilmaisun vapaus. EU pystyy muuttamaan tilannetta, jos pystymme yhdistämään reaalipolitiikan ja yleismaailmalliset arvot. Kiitos. Kiitos, edustaja Soidava, yksi minuutti. Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, letos v létě došlo v Iránu k uvězení další z Kiitoksia puheenvuorosta. Iranissa ihmisiä vangitaan. Asenaja Nasrin Sotude on joutunut myös vankilaan, nimittäin hän on puolustanut naisia. Hän on yksi monista naisista, joka viruu vankilassa. Hän on itse puolustanut itseään nälkälakolla. Hän voitti Saharov-palkinnon 2012 Nasrin taistelee tasa-arvon puolesta naisten ja miesten välillä. Hän taistelee uskonnollisten vähemmistön oikeuksien puolesta, joita ei, näitä oikeuksia ei noita Iranissa. Siksi eh, Iranissa on siis paljon poliittisia vankeja. Parlamentin pitää antaa äänensä kuulua ja meidän pitää vaatia, että Nasrin sotude ja muut poliittiset vangit vapautetaan. Tässä ei ole kyse yhdestä poliittisesta puolueesta. Kaikki poliittiset ryhmät vaativat tätä ja siinä meidän voimamme myös piilee. Nasi Sutare voitti vuonna 2012 Sahara-palkinnon ja silloinkin hän oli vankilassa. Ja Ruani valittiin seuraavana vuonna presidentiksi. Hän vapautti Satudehin ja se nähtiin myönteisenä merkkinä, kun ajateltiin ihmisoikeustilannetta Iranissa parlamentin valtuuskunta kävi silloin maassa ja hän sitten teki meihin vaikutuksen. Tämä vangitseminen järkyttää meitä kaikkia ja tämä on hälytysmerkki. Iranin on suhtauduttava vakavasti ihmisoikeusvuoropuheluun ja sen täytyy tehdä kaikki, jotta tilanteessa päästään eteenpäin. Tämä koskee myöskin kaksoiskansalaisia, esimerkiksi Kamram Gariedien tapausta, ja odotamme, että Nasrin Sutede vapautetaan välittömästi. Nyt on korkea aika, että hän ja Jafan Banari, siis hän voitti kuusi vuotta sitten saharo niin olisi jo korkea aika, että hän tulisi Strasbourgin ottamaan palkinnon vastaan. Edustaja Beller, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. I- Iranin islamistinen tasavalta on jyrkkä maa kansa, siellä huolehditaan kovasti siitä, että heidän julkinen asemansa murentuu. Tämä prosessi heikentää hallinnon legitiimiyttä tässä uhkaavassa tilanteessa Ihmisoikeukset joutuvat uhan alle. Meidän päätöslauselma puhuu tästä suoraa kieltä. Sotuden kohtalo kuvaa hyvin tätä painetta. Myös kristityn tilanne on siellä huolestuttava. Viime kuussa yli tuhat menetti henkensä. Pitää olla yhteydessä Iranin hallintoon, mitä tulee kristittyihin ja vahiyhteisöön. Heidän asiansa pitää puolustaa. Sitten tässä on kyse Iranin uskottavuudesta. Kiitos. Domna Bessera Bestereci. Kiitos ja sitten edustaja Becerra, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Lännessä eletään feminististä vaihetta, ei hyväksytä naisten epätasa-arvoa, mutta ei saa unohtaa, että muuallakin tapahtuu asioita, jos iranilainen nainen ottaa huivin pois päätään, niin hän on todella urhollan. Hän voi joutua vankilaan. Nasrin Soturi, joka sai 2012 Saharov-palkintomme, on ollut ihmisoikeusasianaja ja hän joutui uudelleen vankilaan siksi, että hän puolusti niitä naisia, jotka ottivat huvin julkisuudessa pois päältään. Jos me puolustamme häntä, jos me haluamme puolustaa ihmisoikeuksia ja uskomme niihin, niin hänet on saatava vankilasta ja on pyrittävä lopettamaan ne teloitukset ja vangitsemista, mitä on 80-luvulta alkaen tehty. Feministinen aate ja humanitaarinen aate on universaalinen. Ihmisoikeudet kuuluvat ihan kaikille ihmisille ja Euroopan on ajettava niitä ykkösenä. Kiitos. Ähm. Kiitos. Ja sitten edustaja Parker, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Mikään ei ole intiimimpää kuin uskonnolliset näkemykset. Jos harjoittaa uskoa tai ei sitä harjoita, niin se on perusoikeus, josta vain harvat nauttivat. Monille naisille jihab on uskonnollinen symboli, toisille se on sorron symboli. Mutta naisella pitäisi olla oikeus valita, mitä he panevat päälleen ja kuinka he ilmaisevat itseään. Iranilaiset naiset eivät näin pysty tekemään. On sosiaalista painetta, mutta myöskin valtio ja lainsäädäntö rikkoo ihmisarvoa. Iranin on kuunneltava kansalaisiaan. Näitä lakeja tulee kumota ja kansalaisten pitää antaa valita. Domnul Foigt. Edustaja Voigt. Hän ei ole paikalla. Sitten sanonanto yksi minuutti. Grazie presidente, mi unis... Kiitoksia. Minäkin vaadin, että Nashrim Sotude vapautetaan välittömästi, samoin kuin muut ihmisoikeusaktivistit, jotka on pidetetty vain siksi, että he ovat harjoittaneet oikeuttaan ilmaisun vapauteen. Olen erittäin huolissani siitä, miten ihmisoikeustilanne on heikentynyt Iranissa ja ulkosuhdehallinnon on jatkettava ihmisoikeusvuoropuhelua kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Korostan, että on erittäin tärkeää, että Iranin ydinsopimus pysyy voimassa. Trumpin päätös vetäytyä sopimuksesta ja langettaa uusia sanktioita Iranille taloudellisesti, mutta tämä koskee myöskin Iranin sisäistä tilannetta. Kansainvälinen yhteistyö on vähentynyt ja se vaikuttaa vain kielteisesti kun ajatellaan kansalaisvapauksia. Tällä tavalla EUn täytyy lähettää valtuuskunta Iraniin, jotta voimme vahvistaa yhteistyötä maan kanssa monilla tärkeillä aloilla ja kunnioittain ihmisoikeuksia. Kiitos. Catch the eye. Kiitos. Ja sitten osion on puhujalistaa. Täällä on kolme kollega, edustaja Petir. E, Puhemies, viime kuukausien aikana olemme voineet nähdä, että Iranissa on aktivisteja ja mielenosoittajia pidätettyjä ihmisiä telotetaan siellä yhä ja siellä katoaa poliittisia vankeja. Kahdeksan ihmisoikeusaktivistia on äskettäin pidätetty ja myös ihmisoikeusasianajia niin kuin Resi Karadan ja Nasrin Sotude. Poliittiset vangit ovat nälkälakossa. Ei tiedetä, minkälaisessa henkisessä ja fyysisessä kunnossa he ovat. Iranissa paljetaan uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia ja on myös valitettava Iranin viimeistä ydinkoetta. Se on vaarallinen koko maailmalle. Komissio haluaisin tietää, minkälaista vuoropuhelua käydään Iranin kanssa, jotta voidaan välttyä tältä väkivaltalta joka kohdistuu aktivisteihin, naisiin ja kristittyihin. We awarded the Sakharov Prize to Oleg. Me myösimme Oleg Sensulle eilen Saharovin palkinnon, mutta kolme palkinnon saajaa on vielä vankilassa mukaan lukien Nasrin Sotude, iranilainen naisten oikeuksien puolustaja, joka on jota kohtaan häpeällisesti hallinto on hyökännyt johtuen hänen loistavasta työstään. On erittäin kiireellistä, että EU saa aikaan järkevää yhteistyötä, jotta voidaan puolustaa ihmisoikeuksien puolustajat, jotka ovat saaneet Saharovin palkinnon. Heidän EU, EUsta on tullut yksi vahvimmista ihmisoikeuspuolustajien suojelusta koko maailmassa ja parlamentin jäsenenä meidän velvollisuutemme on valpaasti seurata saajien tilannetta. Tämän takia vetoan Iranin viranomaisiin välittömästi ehdoitta vapauttamaan Nassin sotuden ja poistamaan kaikki syytet häntä vastaan. Ja pyytäisin kollegani kanssa myös palautettaisiin hyvän työntekijä, joka on joutunut myös väärin perustein vankilaan 2016. Kiitos. Lisäisin vielä yhden kollegan Lottelun Hän ei puhunut ryhmien nimissä. Edustaja Schaffhauser ja sitten Lopez Aguilar on viimeinen puhuja. Schaffhauser ensin. J'en profite pour intervenir. Puhemies, minä haluaisin puhua asiasta, joka on minulle todella tärkeä. Ensiksi sanoisin, että ymmärrän tietysti sen, että ihmisoikeuksien kannalta tuomio esitetään, mutta ei meillä pidä olla kaksinaismoraalia politiikassamme myöskään. Minä ajattelen vainottuja kristittyjä Kiinassa, Algeriassa, Turkissa. Me emme saa koskaan tällaista kaksi näistä politiikkaharjoittajaa. harjoittaa. Iran on maa, jonka kimppun on käyty, ei ainoastaan molahien toimesta. Ja ymmärrän, että Ranska on tähän eh, pyrkinyt halutessaan, eh, kun maa halusi ydinaseet. Ja ymmärrän, että Israel ja Yhdysvallat on myös toiminut, miten on toiminut. Olen Israelin ystävä ja tuen sitäkin. Nyt on Euroopan aika toimia ja saada käsiksi näiden voimien välinen tasapaino. Ja Lopes Aguilar. Muchísimas gracias. Kiitoksia, puhemies. Eilen Euroopan parlamentti luovutti Saharopalkinnon tältä vuodelta, mutta vuonna 2012 sen voitti Nashran Sutude ihmisoikeusaktivisti hyvin hankalassa tilanteessa. Iran, jossa Ali Khamenei on ylinjohtaja, ja vuonna 2018 hänelle toimitettiin kirje, jossa vaadittiin, että välittömästi vapautettaisiin Sutude. Hänet on pidätetty monta kertaa, koska hän on puolustanut ilmaisun vapautta – ja erityisesti naisten vapauksia. Entisenä oikeusministerinä ja kansallisvapauksien valiokunnan entisenä puheenjohtajana haluan aina korostaa sitä, että tämä nainen, joka on puolustanut naisten oikeuksia, niin vaadimme, että Iran vapauttaa hänet välittömästi. Kiitos. Kiitos. Ja nyt käännön komission jäsen Mimitsan puoleen. Hän voi kääntää puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, uskomme, että paras tapa edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti tapahtuu diplomaattisen painostuksen ja suoran yhteyden kautta hallituksiin. Näin olemme aina lähestyneet ihmisoikeusrikkomuksia Iranin kohdalla korkea edustaja ja me kaikki olemme ottaneet esille tämän asian kaikissa kokouksissa me kaikilla tasoilla Iranin viranomaisten kanssa. Kukaan ei ole niin aktiivinen kuin EU toiminut kuolemanrangaistusta vastaan Iranissa ja vastustanut ihmisoikeuksien rajoittamista ja puolustanut ihmisoikeuksien puolustajia siellä. Nyt monin vuosien ajan olemme valppaasti seuranneet Nasrissotuden tilannetta ja hänen aviomiehensä Reza Handanin tilannetta. Rova Sotude sai Saharov-palkinnon vuonna 2012. Se oli hänen työstään. Hän edusti juristina ihmisoikeuksien puolustajia, joiden edessä uhkasi kuolemanrangaistus. Hän puolusti myös naisia. Johtuen näistä ponnisteluistaan häntä on häiritty, hänen työtään on estetty ja 2010 hänet tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen sen jälkeen, kun hänet oli tuomittu turvallisuuteen liittyvistä rikoksista kun hänet vapautettiin 2013, äh, Nasrin Sotude alkoi edistää ihmisoikeuksia uudelleen ja jälleen kerran hänet pidätettiin tämän vuoden kesäkuussa. Hänen aviomiehensä, joka oli kampanjoinut hänen vapauttamisensa puolesta, pidätettiin myös syyskuussa. EU on toistuvasti ottanut esille Rova Sotudein tapahtum- tapauksen viranomaisten kanssa sen jälkeen, kun hänet pidettiin. tämä on tapahtunut kaikilla tasoilla, mukaan lukien EU-Iranin korkean tason vuoropuhelun puitteissa. Joka ikisessä yhteydessä me ilmaisemme huolemme ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja siitä, miten ihmisoikeuspuolustajia Iranissa kohdellaan. Jäsenvaltiot ovat myös ottaneet tämän asian esille omissa kahdenkeskisissä yhteyksissään Iranin kanssa. Tällainen toiminta hiljattain vaikutti siihen, että saatiin aikaan jotakin positiivista. Vain vuosi sitten Iran päätti muuttaa huumeiden vastaista lainsäädäntöään ja tämä on johtanut dramaattiseen vähennykseen, mitä tulee teloituksen jotka ovat johtuneet, hu- johtuneet huumerikoksista. Edelleenkin puolamme lisäparannuksia tässä mielessä, mukaan lukien välitön keskeyttäminen teloituksessa joka kohdistuu nuorisorikollisiin. Vaadimme, että Nasrin sotude ja hänen aviomiehensä vapautetaan. Heidät, heidän pitäisi saada käyttää asiana, jonka itse valitsevat. Heidän pitäisi voida kommunikoida kahden lapsensa kanssa ja heitä ei pitäisi alistaa minkäänlaiseen huonoon kohteluun. Haluan lopuksi kiittää teitä, että olette kiinnittäneet huomioon tähän kysymykseen. Jatkossakin teemme asiassa yhdessä työtä ja olemme yhteydessä Iranin viranomaisen, jotta voimme varmistaa ja saada aikaan eh, rouva Sotuden ja hänen miehensä vapauttamisen. Kiitos oikein paljon komission jäsen Mimitsa. Minä voin ilmoittaa, että olen saanut kuusi päätöslauselmaa ehdotusta tämän keskustelun pohjalta. Tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys pidetään tänään. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Temat kolejnej naszej debaty. Hyvät naiset ja herrat, seuraava aihe on Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne. Tässä on useampi laatia ja ensimmäinen puhuja on edustaja Jordi Sole. Kiitos puhemies. Tämä kompromissipäätöslausuma, joka saa taakseen laajan tuen täällä, on hyvin selkeä kahdelta osin. Ensinnäkin se on selkein parlamentin tuominta kauhealle, hirvittävälle Egyptin ihmisoikeustilanteelle ja samalla pyydetään, että EU selkeästi ryhtyisi toimiin ja asettaisi etusijalle ihmisoikeusaktivistien puolustamisen Egyptin kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Parlamentti tekee nyt todella selväksi, että EU ei voi jatkaa edelliseen tapaan tällaisen hallinnon kanssa, joka on koko ihmisoikeusyhteisönsä lopettanut. Ja siksi pyydetään, että EU ryhtyisi sanktioihin, kohdettujen sanktioihin henkilöitä kohtaan, jotka ovat syyllistyneet näihin rikkomuksiin. Muutaman päivän kuluttua pidettävä assosiaation neuvosto, sitä seuraamme läheltä ja me haluamme e, selkeän listan joka puolustaa näitä mainittuja ihmisoikeusaktivisteja. Kiitos. Ja sitten edustaja Tannok. Olen Egyptin ystävä ja pyrin auttamaan olen pyrkinyt auttamaan maan vakauttamisessa. Olen tietoinen hyvän vaikeasta turvallisuustilanteesta, joka on olemassa tässä hauraassa maassa. Ei epäilystäkään siitä, että Egyptin edessä on selkeä terrorismin uhka, joka on pysyvä. Emme kuitenkaan voi sallia, että tämä on veruke sille, että tulee yhä tiukempia rajoituksia koskien ihmisten perus- ja kansalaisoikeuksia. Olen huolissani median vapauksen rajoittamista sitten, että on pidätetty journalisteja mutta lähes 1500 ihmistä on teloitettu viimeisen neljän vuoden aikana. Tämä on todella huolestuttava suuntaus ajatelta. suuri enemmistö näistä ovat joutuneet joukko tuomioistuinten eteen. On ero siinä, että varmistetaan perusoikeudet ja toiminta terrorismin vastaan. Ikävä kyllä tämä balanssi Egyptissä on todella kyseenalaisella pohjalla ja tarvitaan nopea muutos suhtautumisessa ja EU pitää painostaa tämän asian puolesta vahvasti. Kiitos. Kiitos ja sitten Ignacio Corrao. Kiitoksia puhemies. Huomenta komission jäsenä, hyvät kollegat. Jälleen kerran puhumme Egyptistä. Se on maa, jossa hyvin paljon on rikottu ihmisoikeuksia ja siellä käytetään esimerkiksi sähköiskuja, annetaan lasten sukuelimiin. Asiasta on tehty kansainvälisiä raportteja monissa järjestöissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa, mutta mitään vastauksia ei ole saatu. Tai sitten ylimielisiä vastauksia. Yksi italialainen Giulio Regeni, hänet tapettiin ja häntä kirjoitettiin kolme vuotta sitten ja vieläkään emme ole saaneet totuutta emmekä oikeutta tässä tapauksessa. Eli tällä päätösasemalla teemme tehtävämme Euroopan parlamenttina, mutta kun ajatellaan komissiota, niin jos se haluaa edetä, niin miksi me sallimme tällaisia ihmisoikeusrikkomuksia Egyptissä? Millä Egypti kiristää meitä? Kiitos. Urban Crespo. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Miel Urban Crespo. Kiitos. 2013 Egyptin armeija tappoi satoja ihmisiä, jotka aukiolla osoittivat mieltään. Ketään ei ole tästä tuomittu, mutta on kuitenkin tuomittu kuolemaan 75 näistä mielenosoitteista. Tämä osoittaa, kuinka rankaisematonta Egyptissä tilanne on. 65 000 poliittista vankia on pidätetty ja yli 1500 ihmistä on kadonnut. Siellä ihmisoikeusaktivisteja vainotaan, Amalfatin kaltaisia naisia siitä syystä, että hän valitti, että hallitus ei puolustaa hänen kaltaisia naisia, jotka ovat seksuaalista väkivallasta kärsineet siellä Sudanista, Eritreasta, Jemenistä ja Syyriasta tulleita eh, pakolaisia mm, kohdellaan huonosti. Ja tämä on kuitenkin komission mielestä hyvä maa, jonka kanssa voidaan kauppaa käydä, mutta me vaadimme, että assosiaatiosopimus ja kaikki Egyptin kanssa tehdyt yhteistyösopimukset keskeytetään niin kauan, kunnes siellä perusoikeudet toteutuvat. Vetoamme jäsenvaltioihin, Espanjan ja muihin, että pitää lopettaa eh, aseiden vienti, koska aseita käytetään siviiliväestöä vastaan. Ja haluan vielä kerran toistaa, että taloudellisesti ja kaupalliset intressit eivät voi olla ihmisoikeuksien edellä. Kiitos. Kiitos, Post. Kiitoksia, puhemies. Ektypiläinen ihmisoikeusaktivista Amina Mafiti on tuomittu kahdeksi vuodeksi vankilaan, koska hän teki sitä, mitä monet naiset ovat tehneet Me Too-kampanjassa. Hän kertoi netissä seksuaalisesta ahdistuksesta suunnittelusta ja kritisoi Egyptin hallitusta siitä, että se ei suojele naisia. Amalia ei ole ainoa nainen, joka on vangittu Egyptissä ilmaistuaan näkemyksiään. Egyptin hallituksen pitää välittömästi vapauttaa kaikki ihmisoikeusaktivistit, juristit, blokkarit ja toimittajat. On luovuttava kaikesta valheellisista rikostutkimuksista ja on luovuttava myöskin kuoleman rangaistuksista, jota on toteutettu myöskin alaikäisiin. Ja se on häpeällistä. Dziękuję bardzo, pani poseł Mariette Schake. Edustaja Schake, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, kollegat, komissaari. Monet näkevät Egyptin tärkeänä kumppanina terrorismin toiminta, maahanmuuttoliikkeen hallinta ja vakauden varmistaminen jo nyt räjähdysherkässä lähi Ja kyllä, Egypti on tärkeä maa ja tämän takia on niin ratkaisevan tärkeää olla toistamatta menneisyyden virheitä kun painostetaan Ihmisoikeuksien heikentäminen johtaa juuri epävakauteen ja tämä on varsinainen aikapommi. On näitä tahdonvastaisia katomisia, telotuksia, kidutusta, estetään kansalaisjärjestöjen toiminta, journalistien ja muiden ihmisoikeuspuolustajien toiminta. Tämä kaikki jatkuu. Ja tällainen ihmisoikeuskriisi ja tahdonvastaiset katoamiset ovat nyt alkaneet tulla selviksi Euroopassa, mutta tämä vaikuttaa koko Egyptin väestöön. Haluamme itse nähdä, mitä, mikä ihmisoikeustilanne Egyptissä oli, mutta ikävä kyllä emme pystyneet matkustamaan ensi viikolla sinne. Ja tämä on hyvin ongelmallista mielestäni ja siihen pitää puuttua, koska meidän pitää olla yhteydessä ja voida henkilökohtaisesti ilmaista vakava huolemme siitä, että ihmisoikeuksia ei noudateta Egyptissä. Kiitos. Ja sitten Barbara Kiitos puhemies. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa erityisesti tämä päätöslauselmaesitys kahdesta syystä. Ensinnäkin Egypti on erittäin strateginen, taloudellinen ja poliittinen kumppani EUlle. Ja toiseksi Egyptin ja Italian välillä on ongelmia tämän Giulio Regenin osalta, eli italialainen poika, joka tapettiin Egyptissä vuonna 2016. Egyptissä ollaan muuttamassa instituutioita ja EU:ssa me haluamme olla Egyptin ystäviä ja egyptiläisten ystäviä. Me olemme kumppaneina ja tukea heitä näissä pitkissä muutosprosesseissa. Ja on tärkeää, että vahvistetaan demokratiaa ja esimerkiksi ilmaisun vapautta netissä ja muualla. Ja lisäksi on kokoontumisvapaus, poliittista monimuotoisuutta ja oikeusvaltiota Egyptissä. Nämä ovat tärkeitä osia demokraattisessa valtiossa ja tällä tavalla voidaan välttää sotia ja konflikteja. Historian osoittanut, että demokratia ei ole täydellinen, mutta se johtaa kuitenkin rauhaan ja vaurauteen. Me haluamme selkeyttä ja me haluamme totuuden ja selkeyttä Giulio Reggianin osalta. Hän oli italialainen, joka meni opiskelemaan Egyptiin. Hän oli hyvin erityislaatuinen henkilö. Tämä ei ole politiikkaa, vaan me haluamme, että hänen perheensä saa tietää totuuden, että he saavat tietää, mitä hänelle tapahtui. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten poliittiset ryhmät. Perinteisen tapainen siksi EPP Svoboda komisaři, v Egyptě bohužel dochází... Puhemies, ikävä kyllä ihmisoikeuksia rikotaan vakavalla tavalla. Satoja ihmisiä on joutunut vankilaan vain sen takia, että ovat halunneet käyttää ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta. Varsin usein heitä ei edes ole tuomittu. Tai sitten oikeuden käynnissä, ei ole noudatettu oikeudenmukaisia periaatteita. Me vaadimme, että kaikki nämä henkilöt vapautetaan. Egypti ei suojele kristittyjä kuitenkin heitä on 10 prosenttia väestöstä. Usein kristityt altistetaan, alistuvat fundamentalistien hyökkäyksille. Egypti löytyikin niiden maiden joukosta, jossa on hyvin vaikea harjoittaa uskonnon vapautta. 2017 vuonna seitsemän kristittyä salamurhattiin hyökkäyksessä bussia vastaan, jossa kuljetettiin juuri kristittyjä henkilöitä. Tietenkin me haluamme hyvät suhteet Egyptin kanssa, mutta on välttämätöntä noudattaa meidän periaatteitamme. Panie pośle Svoboda, czy przyjmie... Edustaja Svoboda, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Blue card. Haluan kysyä, czy obarcza pan winą. minä halusin esittää teille kysymyksen. Tuomitsetteko islamistiterroristit terroristit, jotka tappavat kristittyjä, mutta hallitus pyrkii niitä torjumaan tätä epäinhimillistä terrorismi ei nyt asioita sekoittaa toisiinsa, mikä on syy mikä seuraus. Kiitos Jyrek sitten edustaja Svoboda. Eh, ano eh, děkuji za tu otázku. Eh, právě že o tom vím a proto upozorňuji na to že egyptská vláda musí. puhemies tiedän että egyptin Egyptin pitäisi pystyä paremmin suojelemaan kristittyjä äh, fana- fanatikoilta. Kiitos ja pantseri asetista. Kiitoksia. Egyptissä on nyt pysyvä ihmisoikeuksien korkea komitea, mutta siellä on hallituksen edustajia ja heihin liittyvät sitten salainen palvelu, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin Egyptissä. Vaikuttaa siltä, että tämä elin vain suojelee hallitusta eikä niinkään ihmisoikeuksia. Egypti on tietysti tärkeä kumppani EUlle. Meillä on arvoja ja periaatteita, jotka ovat hyvin tärkeitä reaalipolitiikassa. Meidän täytyy varmistaa se, että vallan tasapaino toteutuu. Kaikissa maissa täytyy taata oikeudet kansalaisille, jotta se voi olla yhteydessä EU-hun, mutta näin ei kuitenkaan ole Egyptissä. Siellä on vangittu toimittajia ja juristeja. Siellä on suuri joukko oikeudenkäyntejä, jossa ihmisiä tuomitaan kuolemaan. Ja siellä on vielä, on vielä Giulio Regenin vanhemmat, jotka odottavat totuutta. He haluavat tietää, miksi Giulio, Giulio kirjoitettiin ja tapettiin ja miksi viranomaiset piilottelevat asiaa. Meidän täytyy korostaa ihmisoikeustilannetta Egyptissä. Ja komission jäsen pyytäisin, että EU vaatii, että tämä suunnitelma toteutuu Egyptissä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten konservatiivit ja reformistit Vistisen, olkaa hyvä. Igen debatterer vi här i salen eh, situationen i Egypten. Taas kerran täällä puhumme Egyptin tilanteesta. Ja vaikka on jotain huolestuttavia trendejä, niin ei saa unohtaa, että kun Euroopan parlamentista ja komissiosta puhumme, niin enpä tiedä, voidaanko sanoa paljonkaan siitä, mitä me olemme tehneet. Aikaisemmin tuimme arabikevättä, mutta sen seuraukset kyseiselle maalle ja Euroopalle, no me emme olleet tilanteen hallinnassa – meidän etumme mukaista on, että siellä on demokratista kehitystä ja epävakauttaminen ei ole Euroopan kannalta ollut hyvä asia. Tämä päätöslauselma on liian yksipuolinen. On muitakin maita, joita voitaisiin samoista asioista arvostella. Pitäisi osoittaa, että Egypti on edistynyt, eikä tämä parlamentti saisi koko ajan heitä pettää. Pani Maritta. Kiitos. Ja sitten kuen edustajana Marisa Matias. Egypto on é seguramente um parceiro importante da União Europeia e é um país vizinho puhemies. Egypti on tärkeä kumppani, naapurimaa, jonka kanssa meillä on pitkiä, pitkät perinteet ja suhteet. Vuodesta 2009 on tehnyt työtä Egyptikysymysten parissa ja meidän pitää puhua suoraan ja rehellisesti ja katsoa ihmisiä silmiin. Meillähän on kauppasuhteet tietysti Egyptin kanssa me myönnämme maan suverensuuden, mutta emme voi sulkea silmiämme järjestelmälliseltä ihmisoikeuksien rikkomuksilta kansalaisten etujen eteen. Egyptissä poliittinen tila muuttuu yhä ahtaammaksi, rajoitetaan ilmaisuvapautta, järjestäytymisvapautta, mielipiteen vapautta rankaisematta, näin ei saa tapahtua, ei Egyptissä, eu eikä missään muuallakaan. Ja mielestäni, kun ajatellaan hyviä suhteita, emme voi jatkaa olema, sitä, että emme näe emmekä kuule, missä ahdingossa kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset siellä ovat. Meidän pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia Egyptissäkin. Se on palvelus, jonka teemme erityisesti Egyptin kansalle. Kiitos oikein paljon. Ja sitten vihreistä Anna Miranda. Kiitoksia. EU neuvottelee edelleen Egyptin kanssa ja siellä tapetaan ja sorretaan päätöslauselmassa jäsenvaltiot haluavat estää teknologian myynnin Egyptille. Ja meidän pitää myöskin pysäyttää kaikki sotilaallinen tuki heille, mutta näin ei ole käynyt. Jäsenvaltiot myyvät edelleen tankkeja, kidutusvälineitä ja ohjuksia, joilla tapetaan Egyptin kansalaisia ja myös ihmisoikeusaktivisteja. Esimerkiksi Espanja. Se on myynyt aseita yli sadalla miljoonalla vuosina 2006-2007. Kun ajatellaan siviiliväestöä, niin heitä murhataan edelleen ja myöskin nyt espanjalaisilla pommeilla. Ja mitä komissio tekee, jotta voitaisiin pysäyttää tämä verinen kauppa joka kohdistuu egyptiläisiin ja joka loukkaa kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä. Kiitos. E Kiitos. Ja sitten EFDDstä varapuhemies Staldo. Kiitoksia. On kulunut kolme vuotta siitä, kun Giulio Regeni tapettiin brutaalisti, ja voitte kuvitella, miltä hänen perheestään tuntuu joka päivä, ja varsinkin nyt joulun aikana. He eivät ole vieläkään saaneet mitään vastauksia, he eivät ole saaneet oikeutta. No, kaikenlaisia lupauksia on tehty, mutta egyptiläiset eivät vieläkään tee yhteistyötä, he ovat toimineet täysin rankaisematta. Italian parlamentti katkaisi suhteet Egyptin parlamenttiin, jotta voisimme antaa selkeän viestin ja muistuttaa, että tätä ei saa unohtaa. Me emme koskaan unohda tätä. EU haluaa olla kansainvälinen toimija, joka pystyy vaikuttamaan asioihin globaalisti, mutta emme ole onnistuneet edes saaneet vastauksia, koska Juliohan oli Euroopan kansalainen ja hänet tapettiin ja hänet kidutettiin brutaalisti. Eli voiko EU sitoutua tämän totuuden tutkimuksemaan? Niin jos tähän olisi kunnolla paneuduttu, niin varmaan vastauksia olisi jo saatu. Reaalipolitiikka ei toimi meidän pitäisi katkaista suhteet, koska he pitävät meitä pilkkanaan. Me haluamme Julio Regenin tapauksesta totuuden ja haluamme hänelle oikeutta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten ENFstä Gilda Breton. Kiitos puhemies. Seitsemän esittelijän täällä puhunut jo Egyptiä vastaan kuitenkin Marsalkkaa Al-Sisi on islamistin vastainen. Hän tuli Mohammed Morsi islamisti presidentin jälkeen. Eh, hän tuli valtaan vaikka, ja mä menossa kaaukseen häntä ennen ja sitten hänestä tehtiin maan presidentti. Hän on taistellut islamiterrorismia vastaan sekä sotilaallisesti että ideologisesti. Hän on urheasti sanonut, että pitää uudistaa islamia ja torjua vanhoillisia ajatuksia, mutta Euroopan unioni koko ajan syyttää alsisia eri rikkomuksista, mutta 90 miljoonan väestön omava maa voisi hänen kaatuessaan mennä kaaukseen. Ja meidän pitäisi tämän äskettäisen kokemuksen olla ymmärtää, että emme voi antaa moraalista opetusta kumppaneillemme, vaan pitää suojella kansalaisia. Kiitos. Ja sitten Christoph Hetman on seuraava. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Koleżanki i koledzy. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naista herrat. Puhu. Seuraamme huolesta huolestuneena raportteja ihmisoikeustilanteesta. Tiedot ovat hyvin huolestuttavia, miten puututaan siellä median toimintaan, ilmaisuvapauteen, sananvapauteen. Valtio valvoo ihmisoikeusvaltioperiaate on uhan alla, koska tapahtuu poliittisia pidätyksiä, pidätetään opposition jäseniä tai ihmisoikeuksien puolustajia. Haluan tämän äänen. Tämä maa on meille strateginen kumppani. Egypti on strategisessa roolissa alueella, ja sillä on tärkeä rooli neuvottelussa, kun pyritään vakauttamaan Välimeren aluetta. Tämän takia me emme voi hyväksyä, että ihmisoikeuksia siellä rikotaan. Emme voi hyväksyä, että tämä maa etenee demokraattisesta järjestelmästä kauemmas ja hallitus muuttuu autoritäärisemmäksi, joka suo, edesauttaa ääriliikkeitä. Kiitoksia. Toista kertaa tänä vuonna otamme esiin Egyptin ihmisoikeustilanteen. Egyptin viranomaisten on lopetettava ihmisoikeusaktivistien sorto. Ja Amal Ismail Fujiam ja kaikki ne, jotka on pidetty ilmaisunvapauden toteuttamisesta, heidän pitää vapauttaa. Meidän pitää puhua yhtenä äänenä ja meidän täytyy jatkaa presidentti Sisin painostamista. Meidän täytyy miettiä uudelleen yhteistyötä Egyptin kanssa, jos he eivät noudata kansainvälistä lakia. Demokraattiset oikeudet, kuten ilmaisun vapaus, poliittinen monimuotoisuus ja oikeusvaltioperiaate on taattava. Ja haluan tehdä täysin selväksi, puhemies, jos Egypti haluaa olla muuta kuin naapuri ja olla kumppani EUlle, on vain yksi vaihtoehto. Täytyy tehdä selkeää edistystä ihmisoikeusalalla. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Marek Jurek, olkaa hyvä. Panie i panowie posłowie, przedwczoraj... Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, toissapäivänä Strasbourgin kaduilla me todistimme traagisia tilanteita, jotka liittyvät islamistiterrorismin sotaan Eurooppaa vastaan, mutta tätä sotaa käydään myös Egyptissä. Egyptin viranomaisten on torjuttava Daeshin kalifaattia, muslimiveljeskuntaa Siinain iskuja vastaan ja kirkkoiskuja vastaan. Ja tämä toimi, mitä Egypti tekee, on yhteiskuntarauhan nimissä ja kansainvälisen nimissä tehtyä. Tietysti kaikki voivat erehtyä ja voin ymmärtää esimerkiksi Italian kollegoja, jotka haluavat tietää totuuden oman kansalaisensa tilanteesta, mutta kun hallituksella on näin vähän tukea, niin kyllä meidän pitää antaa sille tunnustusta, koska se edistää maailman rauhaa. Kiitos. Ja sitten sinisen kortin kysymys, hyväksyttekö? Olkaa hyvä, voitte sitä kysymyksenä. Uh, thank you very much, uh, dear colleague. Kiitoksia kollegat. Todennäköisesti meidän pitäisi tasapainoisella tavalla tilannetta. Toisaalta on niin, että Egyptin viranomaiset eivät noudata perus ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Toisaalta tekevät yhteistyötä EUn kanssa ja toimivat terrorismia vastaan ja radikaalisoitua vastaan ja niin edelleen. Mutta ettekö ole sitä mieltä, koska täällähän oli aikaisemmin komissaari, joka vastaa kehitysyhteistyöpolitiikasta. EUn pitäisi käyttää painoarvoa, koska mehän annamme näille maille paljon varoja kehitysprojekteja varten. Ehkä tätä mahdollisuutta pitäisi käyttää vähän painostamiseen silloin, kun nämä maat, mukaan lukien Tansania, josta kun puhumme kohta, toimivat tällaisella tavalla, joka on täysin EUn arvoja vastaan. By the way, Mr. Edustaja Frunzulika, ei tässä mitään kantaa voi ottaa, vaan pitää sitä kysymyksiä. Ja sitten vastaus. Pan całkowicie rację, że w naszych dwustronnych relacjach dyplomacja Unii Europejskiej powinna wykorzystywać to do zwracania uwagę. Niin, EUn diplomatiassa meidän täytyy kiinnittää huomiota nyt tähän tilanteeseen. Egyptin hallituksen täytyy ryhtyä toimiin. Mutta nyt kun ajatellaan, mikä on meidän kannaltamme huolestuttavaa, niin tässähän ei puhuta vaaroista, jotka kohdistuvat ihmisoikeuksiin, vaan kyse on islamisti kalifaatista, islamisti valtiosta. Ja Morsin aikaisempi hallitus teki työtä tähän suuntaan. Kiitos edustaja Schaffhauser l'attentat islamiste en France islamisti-isku, joka tapahtui Strasbourgissa tiistaina. Se pitäisi opettaa meille, että politiikassa on valittava ystävien ja vihollisten välillä, kun ymmärretään, että joku on meitä vastaan, niin tällä tavalla voidaan olla Churchillin kanssa todellisia poliitikkoja jos ajatellaan Marsalkka Sissiä ja sitä, miten hän on taistellut islamismia ja muslimipeliskuntaa vastaan, sillä itse al-Sisi on muslim, mutta hän kuitenkin haluaa muslimipeliskunnan terroristilistalle päätöslauselma, jonka sosialistit, kommunistit ja liberilat ovat esittäneet Egyptiä vastaan, ei mitenkään helpota eh, hänen almaa hänen asemaansa, onko radikaali islam jotenkin ihmisoikeuksien mukainen, se taistelee meitä vastaan, mutta te haluatte eh, Churchillin lailla valita eh, sodan. Se on kunniaton valinta, mutta ei saa unohtaa, että sota on jo täällä meillä. Kiitos. Näin kuulimme kaikki edustajien puheenvuorot ja pääsimme osion ilman puhujalistaa. Edustaja Keli. The floor is yours. Kiitoksia, puhemies. Egypti on kaunis maa Euroopan eteläpuolella ja siellä on tapahtunut paljon edistystä, mikä on hyvä, mutta ikävä kyllä samaan aikaan kuten kollegani totesivat, on myöskin pimeitä puolia Egyptissä, joihin täytyy kiinnittää huomiota, erityisesti kun ajatellaan ihmisoikeusrikkomuksia. Ja monia ihmisiä on heitetty vankilaan ilman oikeudenkäyntiä, ja siksi meidän on tärkeää tarkastella näitä asioita huolella. Uskon, että voimme saada aikaan myönteisiä tuloksia tämän mietinnön myötä. Pari vuotta sitten minä ja muutama muu Euroopan parlamentin irantilainen jäsen. Työstimme Ibrahim Helauen tilannetta. Hänet oli vangittu Egyptissä ja hänet sitten vapautettiin ja hän pääsi takaisin Irlantiin. Eli uskon, että me pystymme painostamaan Egyptin viranomaisia, kun ajatellaan näitä kysymyksiä. Ja tällä tavalla pystymme vaikuttamaan myönteisesti tilanteeseen. Kiitos puhemies. Dziękuję bardzo, pani poseł Julie Ward Kiitos oikein paljon. Ja sitten edustaja Ward. Uh, thank you. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeustilanne Egyptissä heikkenee. Niin kuin tässä päätöslauselmassa on, todetaan hallitus tukeutuu vahvasti kuolemanrangaistuksiin ja tiukkiin lainvalvontatoimiin. Ihmiset kärsivät kidutuksesta ja ihmisoikeuksia ei suojella. Erityistä huolta aiheuttaa lasten hyväksikäyttö ja, ja kohtelu. Human Rights Watchin mukaan tuhansissa tapauksissa vuoden 2014 jälkeen on käytetty sotilastuomioistuimia. Myös lapsia on tuomittu. YK-raportin mukaan vuodelta 2015 vammaiset lapset usein eivät saa koulutusta. Äh, tämä ei ole sellainen maa, missä nuoriso voi kukoistaa. EU on Egyptin ensimmäinen kauppakumppani ja 2017-2020 kauppaprioriteetit hyväksyttiin viime vuonna ja EU on hyvässä asemassa. Se voi vaikuttaa Egyptin valtion toimintaan ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt käännymme kollega Shainin kuukautta on kulunut siitä, kun olemme vaatineet totuutta Julia Rigelin tapauksesta. On nyt tällä päätöslausamalla Painokkaasti edelleen vaadimme, että Egyptin viranomaiset tekisivät yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa nyt kun tutkitaan tätä tapausta. Ja pitää taata myöskin italialaisten turvallisuus nyt kun pyritään saada totuus selville. Meidän täytyy saada päätös näille katoamisille, tappamisille ja kidutukselle. Päätöslauselmassa on vaadittu, että Amal Fati vapautetaan välittömästi ja ehdoittaa, ja tämä koskee myös muita ihmisoikeusaktivisteja, joita on laittomasti vangittu. Ja toinen asia, jonka haluan lisätä, on se, että mikään Euroopan valtio ei voi pitää Egyptiä turvallisena maana. Se ei ole mahdollista. Ja meidän ei pitäisi myydä Assisin hallinnolle aseita. Se olisi hyvä alku. Jotkut hallitukset vielä ovat näin tehneet. Jos ajatellaan pelkästään kauppakysymyksiä, niin silloin te ette noudata perusarvoja EU:ssa. Eli meidän täytyy toimia johdonmukaisesti ja meidän täytyy saada selvyys siihen, mitä Giulio Reggianille tapahtui. Kiitoksia. Komission jäsen Mimica, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. President, honorable members. Kiitoksia puhemies, jäsenet. Euroopan unionilla on intressejä Egyptin vakaudessa ja turvallisuudessa. At the same time... Samanaikaisesti olemme aivan vakuuttuneita siitä, että tavoitteisiin päästään ainoastaan, jos ihmisoikeuksia täytäntöön pannaan täysin. Niistä huolehditaan niin kuin vuoden 2014 Egyptin perustuslaissa ja Egyptin kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Siksi Euroopan unioni jatkuvasti kehottaa Egyptiä parantamaan poliittisten ja kansalaisoikeusten tilannetta ilmaisuvapaus mukaan lukien sekä netissä että netin ulkopuolella. Samalla on kunnioitettava ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti ja Egyptin perustuslain mukaisesti. Euroopan parlamentti, Euroopan ulkosuhdehallinto ja kansalaisyhteiskunta – on säännönmukaisesti yhteistyössä ihmisoikeuspuolustajien tilanteen osalta. Syytteet, jotka näihin ihmisoikeusaktivisteihin liittyy useimmiten on kansainvälisen rahoituksen vastaanottaminen ja väärien tietojen levittäminen netissä ja sosiaalisessa mediassa. Vuoropuhelussamme Egyptin kanssa me otamme usein esiin sen, miten ihmisoikeuksien puolustaja aktivisteja on pidätetty. Tämä on meille suuri huolenaihe. Tämä kysymys otettiin julkisesti esiin korkean edustajan, edustajan puheenvuorossa toukokuussa 2018. Euroopan unioni on myös hyvin huolissaan siitä, että olemme kuulleet kidutustapauksista, heikoista pidätysoloista – ja katoamisista, jotka kohdistuvat näihin aktivisteihin. Tilivelvollisuus on tärkeää, kun syyllistytään ihmisoikeuksien puolustajien häirintään. Kansalaisjärjestö lakia on uudistettava. Toivomme, että tässä uudistuksessa otetaan huomioon huolenaiheet, jotka koskevat lainsäädäntöprosessiin siihen, mitä kansalaisjärjestöt, mitä toimia ei voivat toteuttaa ja miten voidaan vastaanottaa kotimaasta ja ulkomailta tulevaa rahoitusta. Tässä mielessä kehotamme Egyptiä osallistavaan, kattavaan vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa, kun lainsäädäntöä lähdetään uudelleen tarkastelemaan. Tuleva eu egypti assosiaatio neuvosto ensi viikolla 20. päivä joulukuuta antaa jälleen mahdollisuuden keskustella ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta Egyptissä. Kiitos. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olemme näin päässeet äh, keskustelun päätökseen tässä Esityslistakohdassa olen seitsemän päätöslauselma luonnosta saanut vihreät, ECR, EFTD, USND, ALDE ja EPP ovat jättäneet päätöslauselman. Me äänestämme asiasta myöhemmin tänään. Seuraava asia esityslistallamme on Tansania. Keskustelu käydään samalla tavalla. Ensin annan puheenvuoron edustaja Sargentinille. Päätöslauselman laatijalle, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies vuonna viisitoista olin äh, seurantamatkalla presidentin aikana. Magufuli valittiin silloin presidentiksi. Hallituspuolelta tuli uusi ehdokas ja tilanne olisi voinut toisenkinlainen. Afrikasta on pahempia esimerkkejä siitä, miten kauan presidentti saattaa olla vallassa. Äänestykset sujuvat melko hyvin Sansibarista, siellä oli surkea tilanne, mutta muuten. Presidentti Magufuli lähti hyvin liikkeelle korruption vastaisten kampanjoiden kautta. Ja Tansania pidettiin silloin vielä rauhallisena Burundiin, Ugandaan, Keniaan verrattuna. Siellä on ollut hankalammat vaalitilanteet, mutta kolme vuotta vaalien jälkeen on todettava, että tilanne on huono oppositiota, uhkaillaan, murhataan jo, jopa. Makonda on lähtenyt seksuaalivähemmistöjä kohtaan, noita vainoon. Siellä linkataan ihmisiä, koska he eivät ole heteroseksuaaleja. Presidentti kieltää sen, että raskana olevat olleet tytöt tulevat vielä kouluun. Mä olin ennen vakaa, mutta nyt siellä on osittain todella heikko tilanne niin, että maailmanpankkikin on lopettanut toiminnan sieltä – EU-edustuston edustaja on palannut Eurooppaan. Pidän ihan järkevänä sinänsä näitä varapuheenjohtaja Mogherinin päätöksiä. Ja toivoisin, että tämä päätöslauselma nähdään sellaisena, että siinä tuetaan tätä, tätä tilannetta ja annetaan oppositiolle se viesti, että teidät on nähty, te ette ole yksin. Kiitos. Dziękuję bardzo, Pani Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Verge, olkaa hyvä. Sen jälkeen, kun äh, John Pombe Magufuli 2015 äh, äh, tuli valtaan, Tansanian tilanne on taantunut erityisesti viime aikoina. Journalistit, bloggarit, aktivistit saattavat joutua pidätetyksi tai murhatuksi millä hetkellä tahansa. Viime, viime helmikuussa Geoffrey Mueveda, oppositiojohtaja, surmattiin machete-iskulla maaliskuussa tehtiin uusi äh, mediaa koskeva lainsäädäntö radion ja television osalta ja sen vaikutus on valtava maassa. Kaikki tämä johtaa äh, tilanteeseen, jossa uuden kyberrikollisuus äh, lain voidaan tuomita ihmisiä homoseksuaalisesta saada 30 vuoden vankeusrangaistuksen ja poliitikot kehottavat viemään homoseksuaaleja eheytyshoitoon. Nuoret tytöt joutuvat etämään koulun, jos he ovat raskaana. Tämä ei auta turismin kehitystä erityisesti Serengetin valtavan hienolla alueella tilanne voisi olla paljon parempi, ellei erityisesti Masai kansan oikeuksia alueella poljettaisi. Tällä hetkellä politiikka tuhoaa paljon enemmän kuin rakentaa. Kiitoksia. Edustaja Post, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Valitettavasti meidän täytyy muistuttaa Tansanian viranomaisia hallitusta siitä, että HLBTI-oikeudet ja naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tansanian hallituksella on velvoite suojella kaikkien kansalaisten arvokkuutta ja oikeuksia, vaan että Tansania perustaa perutalakin se, joka johtavat siihen, että homoseksuaalisuus on kriminalisoitu ja lopettaa pidätykset ja sodan, joka kohdistuu HLBTI-ihmisiin ja eri kans- ihmisoikeusaktivisteihin, vaadin, että Tanssien hallitus välttämättä peruuttaa lain, joka kieltää raskailta, raskaana tytöiltä koulussa käynnissä myös tytöt, jotka ovat synnyttäneet, heidän täytyy voida palata kouluun. Oikeus koulutukseen on ihmisoikeus ja sitä täytyy kunnioittaa kaikkialla maailmassa. Dziękuję bardzo. Paljon kiitoksia. Edustaja olkaa hyvä. I the call on... Kiitos puhemies. Kehottaisin jäsenvaltiota kehottamaan maitaan huolehtimaan siitä, että Tansaniassa suojellaan ihmisoikeuksia ja HLBTI-ihmisiä. Ihmisoikeudet Tansaniassa – tulevat poljetuiksi ja siksi ei päästä rauhaan, vakavaraisuuteen, hyvinvointiin eikä sopiviin suhteisiin muiden maiden kanssa, kuten Euroopan unionin. On poistettava esteet lehdistön vapaalle toiminnalle, palautettava ihmisarvoinen elämä kaikille. Se, että raskaana olevat tytöt ja nuoret äidit suljetaan koulujen ulkopuolella, on todella huono asia. Näillä ihmisillä on oltava oikeus hyvälaatuiseen koulutukseen. On välttämätöntä, että Tansania lopettaa tämän kiellon välittömästi. Tuen komission varapuheenjohtaja Mogherinia tässä työssä. Kiitos. Paljon kiitoksia. SND-ryhmän puolesta Elena Valencian, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on enemmänkin muistutus siitä, miten vakavasti ihmisoikeudet ovat äh, nyt huonontuneet Tansaniassa. Tämä on huonontumista, joka on näkyvää kaikille niille, joilla on tiettyä herkkyyttä ihmisoikeuksien suojelemiselle ja perusoikeuksien suojelemiselle. Ajattelen tätä kiihtyvää rappeutumista, tätä vainoa, joka kohdistuu hlbt ihmisiin ja joka meistä näyttää sille, että jäsenvaltioiden ja komission tulisi muuttaa suhteita Tansaniaan, vaatia, että Tansania muuttaa lainsäädäntöä, joka on sortavaa lainsäädäntöä, joka on alentavaa. Samoin myöskin toimet, jotka kohdistuvat kaikkein haavoittuvissa asemissa olempiin ryhmiin, kuten homoseksuaaleihin, lesboihin, transseksuaaleihin, naisiin, tyttöihin. Ja me olemme täällä vaatimassa sitä, että neuvosto tarkastelee suhteita Tansaniaan tältä kannalta, nimenomaan ihmisoikeuksien kuulittamisen kannalta, vähemmistöjen kunnioittamisen kannalta, kaikkien sukupuolisten suuntausten kunnioittamisen kannalta. Ja jos muuten, niin sitten täytyy muuttaa suhteita tähän maahan. Paljon kiitoksia Guoremin puolesta. Edustaja Korra, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. John Magufulin tukahduttava politiikka on ottanut valtavan harppauksen kohti natsismia ja ovet ovat sille nyt auki. Paul Makonda, Dar es Salamin äh, kuvernööri, puhuu länsimaisista arvoista, jotka nakertavat äh, ähm, Tansania. Erityisesti tässä viitataan homoseksuaalisuuteen. Hallitus äh, on luonut iskuryhmän, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja pidettää HLBTI-henkilöitä. Presidentti on myöskin kieltänyt sen, että raskaana olevat tytöt voivat palata kouluun. Tämä on hyvin vakava isku myöskin todennäköisesti työmahdollisuuksille näiden tyttöparkojen osalta. Huolestuttavaa ei vai ole se, että presidentti tai kuvernööri kuuntelee Jumalan käskyjä, vaan vaikutus väestöön on välttämätöntä, että me uudelle arvioimme ja tarvittaessa jäädytämme suhteemme Tansaniaan. Me emme voisi tällaista vainoa sallia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maatin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulle tämä on todella surillinen tilanne, koska vuosikymmenten ajan näytti siltä, että Tansania oli hitaasti kulkemassa oikeaan suuntaan – ja monet pitivät presidentti Magufulun valintaa vuonna 2015 hyvänä, kun hän halusi vastata korruptiota parantaa valtion budjettia. Hän ei ole niinkään keskittynyt nyt korruptioon, vaan kaikki, jotka protestoivat häntä vastaan. Oppositiota ei sallita. Joskus tapahtuu jopa murhia. Kansainväliset järjestöt ovat vetäytyneet ja meidän EU-lähestyt lähetystömme edustajankin piti poistua maasta. Hallitus on ottanut etäisyyttä kaikkein äärikan, eniten äärikannoista LGBT-kysymyksissä, mutta riittävästi ei todellakaan tehdä. Enemmän toimia tarvitaan. Olen pitkään puhunut Tansanian ja EUn läheisempien suhteiden puolesta, mutta nyt joudun liittymään siihen ryhmään, joka sanoo, että meidän on pohdittava uudestaan suhteitamme tuohon maahan. Kiitos. Dziękuję Pani. Paljon kiitoksia. Edustaja Jill, olkaa hyvä. Ää... Äh. Puhemies, minä korotan ääneni yhdessä tämän talon muiden kanssa, jotka ovat huolissaan siitä, että ihmisoikeustilanne huononee Tansaniassa. Tansanian hallitus, presidentti Makufulin hallitus, on hyökännyt tiedosveltä vastaan, mutta hälyttävämpää on se, että se loukkaa HLBT-ihmisten oikeuksia, estää nuoria tyttöjä, jotka ovat raskaana käymästä koulua. Ja tämän lisäksi Makonda on uhannut pidättää kaikki homoseksuaalit äh, Daressama salaamissa. Tämä on raivostuttavaa. Kaikki nämä rikkomukset kohdistuvat tärkeimpiin arvoihimme ja siksi sanoisin, että meidän suhdettamme Tansanian tulisi tarkastella ja on tärkeää, että myös se, että suurlähettiläs on kutsuttu takaisin – Aiommeko me nyt todellakin te, toimia kuten Tanska on tehnyt, eli pidättää tukea, jota annetaan Tansaliaan? Mitä ovat seuraavat askeleet, mitä tullaan tekemään näihin huolenaisiin puutumiseksi? Sitten toiseksi laajempaan kysymykseen. Miten voimme varmistaa sen, että EUn politiikka, joka koskee ihmisoikeuksia, muuttuu sellaiseksi, että se on ennakoivampaa lähestymistavalta eikä vain reagoi. Ja sitten ajatellen sitä, että tapahtuu enemmän Inrissä toimivien tiedotusvälineiden sensurointia ja kansainvälisten järjestöjen toiminnan estämistä. Miten me ylipäätään teemme, jotta voisimme muuttaa kansainvälistä lainsäädäntöä? Paljon kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme puheenvuoroihin ilman puhelista. Edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin Biho je pro nás velké zklamání. Čekali jsme po jeho zvolení, že... Haluaisin yhtyä niihin, jotka toteavat, että tämä on suuri pettymys meille. Odotimme, että presidentti Magufuli uudistaisi maata ja poistaisi korruptiota ja nyt näemme sen sijaan, että seksuaali vähemmistöjä vainotaan, kuten myöskin raskaana olevia tyttöjä ja niin edespäin. Tilanne siis pahenee. Kuinka komissio tulee vastaamaan? Uskoakseni nykytilanne vaatii muutosta suhteissa Euroopan unionin ja Tansanian välillä. Meidän pitäisi antaa tuomitsevia lausuntoja, mutta meidän täytyy katsoa myöskin tosiasioita Euroopan unionin Tansanille maksamaa kehitysapua, ja meidän pitäisi käyttää myöskin diplomaattista painostusta enemmän. Kiitoksia. Julie Ward. Paljon kiitoksia. Julie Ward, olkaa hyvä. I'm appalled by the situation in Tanzania. Minua pöyristyttää tilanne Tansaniassa. Kansalaisyhteiskunnan järjestöt, ihmisoikeuksien puolustajat ovat hyökkäyksen kohteena päivittäin. Viime kuussa viranomaiset pyysivät yleisöä ilmoittamaan henkilöistä, joita epäiltävän homoseksuaaleja, väittäen, että erityinen joukkue tulisi tarttumaan homoseksuaaleihin. Olen myös huolissani satojen ihmisten turvallisuudesta, jotka kohtavat vakavia uhkauksia sukupuolisen suuntautumisensa tai sukupuolisen identiteettinsä vuoksi. Vasta eilen eräs HLBTI keskusteltu hyökkäyksen kohteeksi. Ja selvästikin hallitus omalla toiminnallaan edistää vihaa, xenofobiaa. On tärkeää, että puolustaa kansainvälisiä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja Tansaniallakin on oikeus kunnioittaa ihmisoikeuksia, eikä se voi ryhtyä edistämään väkivaltaa mitään vähemmistöä kohtaan. Tuen EUn päätöksiä kutsua takaisin lähettilään Dar es Salaamista Brysselin konsultaatioita varten tässä tilanteessa ja myöskin, että EU tarkastelee uudestaan suhteita Tansaniaan ja AKTn parlamentin yhteiskokouksessa Beninissä kysyin sekä AKT että EU-neuvostoilta, mitä ne tekisivät tänne hyökkäysten lopettamiseksi. Ja AKTn vastaus puuttui kokonaan. Dear jury, please. Tainisova. Pan poseł Notis Marias. Kiitoksia edustaja Notis Marias. Kiitos puhemies Tansanian tilanne on riistäytynyt täysin käsistä. Voidaan nähdä, että presidentti Magafuli vainoaa oppositiota. Kansalaisyhteiskunta ja kaikki, joiden kanssa hän on eri mieltä, on saatava pois toiminnasta. Radiokanavat suljetaan, lehtien julkaiseminen estetään – hän ajaa sellaista politiikkaa, joka tukee seksuaalista väkivaltaa. Hän sulkee raskaana olevat tytöt koulujen ulkopuolella. Emme voi hyväksyä tällaista. Ja Masai-alueilla tapahtuu paljon maananastusta – sellaista maata, jota voitaisiin käyttää maanviljelykäyttöön, anastetaan. On aivan selvää, että Euroopan unionin on ryhdyttävä nyt toimiin Tansanian hallitusta vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Castaldo. Grazie, Kiitoksia puhemies. Dar es Salaamissa homoseksuaalisuus ei ole ihmisoikeus. Tällaisilla häpeällisillä sanoilla Palma alueen kuvernööri julisti varsinaisen homoseksuaalin vainon alueella. Äh, viitaten siihen, että kyseessä on rikosluontoa vastaan. Äh, liian kauan aikaa tämän kaltaista äh, toimintaa on siedetty. Tansaniassa. Homoseksuaalisuudesta voi saada maassa 30 vuoden vankeustuomioon, mutta tämä ei ole ainut huoli. Presidentti Makufuulin valinnan jälkeen 2015 maassa on hirvittävä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtunut. Raskana olevat tytöt eivät pääse kouluihin takaisin. Nämä nuoret joutuvat usein väkivallan uhreiksi ja he joudut valitettavasti valitsemaan lapsensa ja koulutuksen välillä. Pyydämme, että Tansania luopuu tämänkaltaisesta lainsäädännöstä välittömästi, kuten myöskin HLBTI-väestön kohdistuvasta lainsäädännöstä. Lopultakin äh, meidän pitäisi muuttaa Tansanian politiikkaamme. Meidän pitää saada kotonon sopimukseen ja muihin sopimuksiimme ihmisoikeusvaatimukset mukaan. Muuten nämä ovat vain tyhjiä sanoja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Sosniec. Ja konsekwentnie sprzeciwiam się pisaniu tego rodzaju... Kiitos. Minä olen aina tämän tyyppisiä päätösmää vastaan, joita parlamentti hyväksyy. Parlamentti on lainsäädäntöelin Euroopan yhteiskunnalle ja sen tulisi hyväksyä lakeja ja ratkaista ihmisten ongelmia eikä pyrkiä parantamaan tilannetta ympäri maailmaa. Me tuotamme kolme päätösasemaa jokaista uutta istuntokautta kohti, joten ainakin kerran ja lähes jokaista maata käsitellään maailmassa tällä tavalla yhden vaalikauden aikana, mutta mitä tämä palvelee? Tämä ei palvele mitään tarkoitusta, ei kukaan näitä koskaan lue, paitsi Euroopan parlamentin jäsenet, joten tämä on ajan haaskausta, tämä vain provosoi yllätysreaktioita kautta maailman ja monet ihmiset joille nämä osoitetaan, eivät edes tiedä, mikä on Euroopan parlamentti tai missä sijaitsee Euroopan unioni. Joten tämä ei pohjimmiltaan ole järkevää. Mainitsemattakaan, että monet on parlamentin jäsenet eivät edes tiedä, mistä he äänestävät. Me olemme huolissamme naisten oikeuksista tai HLBT-ihmisten tilanteesta ja monet yllättyvät tästä. Edustaja Sosnius, otetteko vastaan eh, edustaja Kellen sinisen kortin kysymyksen? Olkaa hyvä. Can. Miten arvon jäsen voi sanoa, että tuhlaamme aikamme ja ihmiset eivät tiedä, mikä Euroopan unioni on? Egyptin keskustelun yhteydessähän viittasin siihen, että meillä oli Ibrahim Hallin tilanteeseen liittyvä päätöslauselma täällä – ja sen päätöslauselman komission paineen ja Irlannin hallituksen paineen takia hänet vapautettiin. Kiitos. Bardzo proszę. Przepraszam, ale to bardzo naiwna e, wizja polityki. Niin, mutta se on kyllä hyvin naivi kuva kansainvälisestä politiikasta. Ja kansainvälistä politiikkaa voida harjoittaa kirjoittamalla päätöslauselmia. Se toimi kerran, mutta uskotteko, että ihmiset Tansaniassa että he, että he suhtautuvat asioihin samalla tavalla, että heitä huolestuttaisivat meidän reaktio Me eivät ota sitä huomioon. Tietysti aina voi harjoittaa painostusta, mutta tavallisesti mitä vähemmän puhuu ongelmasta, sitä tehokkaampaa se on. Täytyy toimia sellaisella tavalla, joka yllättää vihollisen. Sen täytyy olla tällainen kohdennettu toimi niitä tehdään jonkun elämä vaikeaksi, johon halutaan kohdistaa painostusta. Joten minusta yleensä katsottuna tämä politiikka ei ole kovinkaan tehokasta. Edustaja Sosnes, otatteko toisen sinisen kortin kysymyksen vastaan? Eh, niin haluaisin kysyä teiltä sitten, onko teillä, onko teillä tyttöjä tai sisaruksia tai onko teillä äiti? Minun no, varmastikin ymmärrätte sen, että tärkeää, mitä tapahtuu naisille. Minulle ainakin se on tärkeää, jotka enemmistölle tällaista olisi. Ja se, mitä te sanotte, että, että mikään ei muutu, ei tämä ole varma näin. Takaan sen, että meillä on monia venezolaisia eh, ystäviä, joita ovat olleet uhan kohteena, jotka ovat olleet vankilassa, joten he ovat sanoneet, että ei pidä vaieta, koska mikä tahansa asia, sitä täytyy voida puolustaa. Täytyy puolustaa korkea, suurella äänellä. Ja se, että puhutaan suurella äänellä asiasta sellaisten ihmisten puolesta, jolla ei ole omaa ääntä, silloin me korotamme äänemme täällä siksi, että koska kansalaiset valinta meidät sinne, että me puhumme heidän nimissään tai puhumme ihmisoikeuksien nimissä. Bardzo proszę, 30 sekund. 30 sekuntia, olkaa hyvä. E, to, są argumenty ad, ad personam. To... Niin. Mutta nämä ovat hyvin henkilökohtaisia argumentteja. Te kysyitte sitä, onko minulla lapsia. Kyllä minulla on lapsia. Mutta se on minun yksityiselämäni, älkää kysymältä minulta tietoja minun yksityiselämästäni. Ja totta kai on monia ongelmia kautta maailman ja totta kai aina voi sanoa, että jos puhuu näistä asioista, silloin tapahtuu muutoksia, mutta useimmiten ei tapahdu mitään muutoksia. Etenkään, jos Euroopan parlamentti tuottaa näin paljon päätösosalmia, ehkä jos me tekisimme vähemmän päätösosalmia, niitä niillä olisi suurempi vaikutus, mutta on niin monia ihmisiä, että ihmiset eivät siis pysty seuraamaan tätä. Polčak, Paljon kiitoksia, edustaja Polčak. Pane předsedo, já když poslouchám... Paljon kiitoksia, puhemies. Kun kuuntelin kollega Sosnetsia, en olisi koskaan kuvitellut, että edustaja Korvin Mikkiä tulee ikävää. Tämä oli yllättävä asia tänä aamuna. Mutta puhutakaamme Tansaniasta. Nyt tärkeää on kiinnittää huomioon siihen, että ihmiset kärsivät. Kiittäisin kollegoja, jotka kuvasivat tilannetta maassa. On täysin mahdotonta hyväksyä, että hallitus, johon me olemme luottaneet, johon liittyviä toivoja meillä oli, kääntää nyt kelkkaansa ja ryhtyy vainoamaan oppositiota, HLBTI-väestöä ja niin edespäin. Näitä tosiasioita meidän täytyy tuoda esiin. Tämä ei ole turhaa, edustaja Sosniac. Nämä asiat täytyy sanoa ja meillä on mahdollisuuksia toimia. Tämähän edustaja Kelly teille jo kertoi. Nyt komission tehtävänä on toimia Tansanian hallintoa vastaan ja suoraan todeta, että maa ei voi meiltä tukea saada. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä en nyt enää anna edustaja Sosnitsille puheenvuoroa. Pahoittelen tätä edustaja Rubi. Oikein paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin pahoitella komission jäsenelle sitä, että en päässyt keskustelun aluksi tänne. Mutta tässä on kuusi muuta tapahtumaa. Äänestys budjettivaliokunnassa, äänestys budjetin valvontavaliokunnassa, muita valmistelevia kokouksia, stoa kokous ja täysistunto samanaikaisesti on ihan mahdotonta olla jatkuvasti läsnä kaikkialla, missä haluaisi olla. Minusta tuntuu, että parlamentissa pitäisi oppia. Tämä liittyy myös Tansaniaan, että rakenteita voidaan parantaa siellä, rakenteita voidaan parantaa myös meillä, koska nämä keskustelut ovat hyvin kiinnostavia monien kollegoiden osalta. Näin voidaan oppia, miten kehityspolitiikassa ja monien muiden toimien kautta voidaan hoitaa paremmin kansainvälistä yhteistyötä. Ja pian on aika äänestys. Puhemies, todella vaatisin sitä, että äänestykset loppuvat yhdeltä, koska kyse on myöskin siitä, että voimme olla yhteydessä kansalaisiin kotona. Monien on lähdettävä – kotiin myös viestimään siitä, mitä työtä olemme kansalaisten eteen täällä parlamentissa tehneet. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Ruby, te mainitsitte asian aikaisemmin jo tiistaina. Välitin tiedon eteenpäin ja toivon, että tämä vaikuttaa. Toisekseen myöskin parlamentin puhemiehistö on pyytänyt puheenjohtaja kokousta ja poliittisten ryhmien puheenjohtajia välttämään sitä, että meillä olisi mitään valiokuntakokouksia käynnissä samaan aikaan täysistunnon kanssa Strasbourgissa, joten toivottavasti asia nyt etenee oikeaan suuntaan. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Mr. President. Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, monien vuosikymmenten ajan Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat äh, nauttineet läheisistä ja hyödyllisistä suhteista Tansanian kanssa ja olleet äh, sen tärkein kehitysyhteistyökumppani ja yksi tärkeimpiä kauppakumppaneita. Tämä kumppanuus on pohjannut yhteisille arvoille, kuten ihmisoikeuksille, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteen toiminnalle ja yhteiselle rauhan työlle ja monen väliselle työlle, kuten myöskin alueelliselle integraatiolle. Kuitenkin viime vuosien aikana olemme havainneet, että julkinen tila Tansaniassa on kutistunut, uhkailu, vaino, ja rajoitusten lisääminen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kohdalla on todellisuutta, kuten myöskin HLBTI-yhteisön kohdalla ja median kohdalla. Oikeusvaltioperiaatetta on jatkuvasti rikottu. Euroopan unioni on syyskuussa ilmaissut julkilausuman kautta huolensa YK on 39. ihmisoikeusneuvoston kokouksessa Genevessä ja toistanut tuolloin korkea edustaja Frederica Mogherinin lausunnon, jonka Euroopan unioni 15. päivä syyskuuta julkaisi. Tämä tilanne liitettynä muihin seikkoihin on johtanut siihen, että Tansanian viranomaisia painostetaan Tämä on johtanut myöskin siihen, että Euroopan unionin edustustosta on jouduttu poistumaan maassa ja vuoropuhelumme on kärsinyt. Tämä on ennennäkemätöntä ottaen huomioon, minkälaiset pitkälliset suhteet meillä Tansanian on. Tässä tilanteessa yhdessä jäsenmaiden kanssa Euroopan unioni on päättänyt myös tehdä kattavan katsauksen politiikoistamme Tansaniaan liittyen. Me myöskin uudelleen arvioimme ihmisoikeuskysymyksiä ja oikeusvaltion toimintaa maassa ja myöskin meidän kehitysyhteistyötämme. Kuten 15. päivä syyskuuta annetussa julkilausumassa korostetaan, on hyvin tärkeää, että me lähetämme Tansanialle vahvan viestin ja yhä sitoudumme työhön kaikkien poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen elämän edustajien kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan toimijat. Rakenteellinen poliittinen dialogi Tansanian hallituksen kanssa käynnistyy uudelleen, kun tämä kumppanuusarviointi on saatettu päätökseen. Me pyrimme luomaan suhteita luottamukseen pohjaten ja tulevaisuuteen katsoen voisin asettaa tämän laajempaan kontekstiin Euroopan unionin Afrikan suhteessa. Vuonna 2017 Abidjanissa me sovimme agendasta, joka pohjaa yhteisiin intresseihin ja yhteisiin arvoihin. Euroopan unioni tulee aina tarkastelemaan suhteitaan jokaisen Afrikan maan kanssa kattavalla tavalla, mukaan lukien yhteiset pitkän aikavälin intressimme. Tästä johtuen Euroopan unioni on sitoutunut vakaisiin suhteisiin vakaiden demokraattiset vakaan demokraattisen inklusiivien Tansanian puolesta, täysin ottaen myöskin huomioon alueen kehitysprosessin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olen saanut kuusi päätöslauselma-luonnosta asiaa koskien poliittisilta ryhmiltä. Pääsimme näin keskustelun päätökseen. Äänestämme asiasta myöhemmin tänään. Ensimmäiset äänestykset on suunniteltu kello 18 ja voin onnitella siitä, että me nopeasti pääsemme eteenpäin, sillä he herra Viiland tulee toimimaan puhemiehinä äänestyksissä ja häntä usein kiitetään hänen ripeydestään tässä asiassa, joten tämähän on meille hyvä uutinen. Uudelleen tapaamme tuossa 25 minuutin ja 30 sekunnin päästä. Edustaja Rubik, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Äh, päätettiin eläkkeiden, eläkkeiden eläkkeestä edustajille, että 65 olisi tämä eläkeraja, että olisi mitään indeksikorotuksia ja ottaa käyttöön 5 prosentin maksu eläkkeeseen. Olisin tässä nyt saanut pöytäkirjan, että esittelijänä budjettivaliokunnassa minä olen täysin tätä päätöstä vastaan ja me tulen tekemään tästä valituksen kääntymään Euroopan tuomioistuimen puoleen, koska tämä ei ole lain mukainen säädös ja olen tätä vastaan ja pyydän, että tämä merkitään pöytäkirjaan. Kiitoksia. Välitän tämän tiedon eteenpäin luonnollisesti. Istunto keskeytetään kello 12 asti. Kiitoksia.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 Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Täällä on meluista porukkaa. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me olemme kaikki saaneet muutama viikko sitten eräältä amerikkalaista yritykseltä, muistaakseni nimi oli Facebook-paketin. Ja tämän paperia ja muovia sisältävän paketin lisäksi sen lisäksi, että kyseessä on energian ja materiaalinen haaskaus, toteaisin, että tämä amerikkalaisyritys on meitä meihin pyrkinyt vaikuttamaan niin, että käyttäisimme vaalikampanjassa yhä enemmän heidän palveluksiaan. Ja kuitenkin tämä sama yritys yhä tinkii sitoumuksista, niistä sitoumuksista, joita sen johtaja herra Zuckerberg teki vieraillessaan täällä parlamentissa. Minä haluaisin, että parlamentti muistuttaa tuota yritystä ja sen johtajaa sen tekemistä sitoumuksista. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Lambert. Jokainen voi vetää omat johtopäätökset, paketit voi vähän palauttaa. Nyt äänestetään De Langenin ja Gualtierin mietinnön pohjalta neuvotteluiden aloittamisesta. Kollega Kavada. Minä tulen puhumaan hyvin lyhyesti, hyvät kollegat, ähm, hyvin tiiviisti. En halua vain tukea sitä, mitä edustaja Lambert sanoi, mutta haluan myöskin korostaa sitä, että äh, toimielinten välisessä trilogissa yhtään mitään lobbausta ei saa sallia. Muutama viikko sitten, kun äänestimme tekijänoikeuskysymyksistä, YouTube, Google ja eräät äh, muut täällä Euroopan parlamentin sisällä ja Euroopan parlamentin ravintolassa pyrkivät vaikuttamaan meidän kantoihimme. Hyvä puhemies, voisitteko kirjata pöytäkirjaan, että me vaadimme, että kun meillä on täysistuntoäänestyksiä ja muita tilaisuuksia, lobbari pidetään kaukana toimielinten välisistä neuvotteluista. Kiitoksia. Adam. Kiitos paljon kollega Kavada. Kuten sanottua, nyt äänestetään talous- ja rahasioiden valiokunnan päätöksestä. Edustaja Kiikold haluaa puhua vastaan. Kaksi minuuttia puheaikaa. Puhemies, hyvät kollegat, olemme hyvin tarkkaan katsoneet, mikä on parlamentin neuvottelukanta luonnos ja kuulleet lausunnon Ekon valiokunnan puheenjohtajalta ja olemme vakuuttuneita siitä, että luonnos neuvottelukannaksi parlamentin taholta ei ole riittävän hyvä. Se ei ole riittävän hyviä, että Euroopan pankkien äh, taseet saadaan valvonnan alaisuuteen, samoin kuin ne riskit, joita niillä on, se ei pysty suojelemaan riittävästi kuluttajia, pieniä yrityksiä, joita äh, tällaiset äh, säätelemättömät luottojen ostot vaikuttavat ennen viime talouskriisiä olisi ollut tarpeen ryhtyä toimia, mutta uudet säännöt, jotka liittyvät siihen, miten käsitellään järjestämättömiä lainoja, eh, koskee vain uusia lainoja ja vain näitä kun on kysymys tällaista osittaisratkaisusta, niin tätä, tätä katsottuna parlamentin kanta on heikompi kuin neuvoston kanta tai komission kanta. Se, että olisi tiukat vähimmäisaatimukset määrityksille, jotka koskevat hoitamattomien lain luottoja ovat välttämättömiä, jotta veronmaksajat eivät joudu pelastamaan ongelmassa olevia pankkeja seuraavassa talouden lamakäänteessä. Me heikot säännöt näille luottoille aiheuttavat riskin siitä, että pankkiunionia ei voida toteuttaa täysin. Eikä ole sitovia sääntöjä myöskään, jotka koskivat luottojen ostajan merkitystä, että BlackRock, Blackstone ja monet muut luottojen ostajat voivat edelleenkin ajaa ihmisiä kodeistaan, ihmisiä, jotka ovat velkaantuneita. Ja meidän mielestämme tämä neuvottelukanta ei ole tästä syystä riittävän hyvä ja pyydämme, että kollegat lähettävät ne valiokunnan uudestaan luonnostelemaan tätä, niiltä saadaan voimakkaat säännöt kuluttajan suojan osalta ja voimakkaat säännöt pankeille. Kiitos paljon, kollega Gingold. Kollega Goltieri haluaa puhua valiokunnan päätöksen puolesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President, actually... kiitoksia puhemies. Itse asiassa se, mitä kollega Gigol sanoi, ei ole totta. Tämä on tasapainoinen kompromissi, joka periaatteessa on identtinen neuvoston yksimielisesti hyväksymän kannan kanssa ja sen kannan, joka komissio on toivottanut tervetulleeksi. Ja tässä meillä on hyvin varovaisesti suojeltu aikataulu ja olemme välttäneet myöskin sen riskin, että teidän vaativojen toimet vaikuttaisivat äh, kuluttajiin negatiivisella tavalla. Mielestäni teidän argumenttinne ovat aivan ristiriitaisia. Te tässä propagandaa harjoitatte kuluttajien keskuudessa, mutta itse asiassa te haluaisitte, että amerikkalaiset ähm, hedge fund yhtiöt saavat äh, tilanteen kontrolliinsa. Ja tässä on vain poliittinen syy sille, että te vastustatte asiaa. Me olemme saaneet EPPn kanssa tasapainoisen kompromissin aikaan ja te ette pidä siitä. Minä olen tästä ylpeä. Olemme monta kertaa EPPn kanssa eri mieltä, mutta olemme ylpeitä siitä, että välillä täällä parlamentissa onnistumme yksimielisyyden rakentamaan ja tekemään yhteisiä päätöksiä. Euroopassa tulee vahvempi eikä heikompi tällä tavoin. Siksi tätä kompromissia pitää tukea. Kiitos. Kiitos paljon kollega Gualtieri. Äänestetään. Kuka äänestää päätöksen puolesta? Äänet vastaan. Hyväksytty. Parlamentti on hyväksynyt tämän päätöksen, että neuvotteluihin voidaan nyt lähteä. Sitten Sviefkan mietintö, nimenhuutoäänestö alkaa. Haben alle Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Salinin mietintö. Ensin tarkistukset valiokunnan, vastuuvaliokunnalta, painet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 226 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 224 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 227 nimen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos. Lähetämme teknikon. Pyydän, että istuudutte johonkin paikalle, mikä toimii 225 puolesta vastaan tyhjää yllätty. Komission ehdotus äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. arvoisa Kiitoksia puhemies. Haluaisin yksinkertaisesti vain pyytää, että asia lähetetään takaisin ITREen äh, artiklan 59 mukaisesti toimijoiden välisiä neuvotteluja ajatellen. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kollega Mlinarin mietintö. Ensin vastuuvaliokunnan tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 22, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 74, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 85, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 152 osa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, Hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 203, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 204 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 205 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 202 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Komission ehdotus nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Minnaar, olkaa hyvä. Thank you very much, dear colleagues. Kiitos kollega tästä laajasta tuesta. Ja artiklan 59 mukaisesti pyytän, että tämä palautetaan takaisin Itre-valikunnalle, jotta voidaan käydä neuvotteluja toimielinten kesken. Kiitos paljon. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolka, pyytäisin teitä sulkemaan mikrofonin. Edustaja Griffinin mietintö. Nimenhuuto äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kollega Tangin mietintö. Valiokunnan tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 2, 2 osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6, 2 osa ensimmäinen osa puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 2, toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6, 2 osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa huuta äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 25 äänestys. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56-58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 63 Tarkistetaan. 56-58 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 63, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 54, sama kuin 60, niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41, niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55 identtinen 61 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 ja 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Komission ehdotus kaiken kaikkiaan nimenhuoltoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana edustaja Rosatin mietintö Ensin tarkistukset vastuuvaliokunnasta yhtenä ryhmänä äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 6 nimenhuuta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9, kolme osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 nimenhuutoa. Äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 33 puolesta. Anteeksi, nimenhuuto Äänestys Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty komission ehdotus. Kaiken kaikkiaan nimenhuolta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Iranin päätöslauselma. Kohta viisi alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 14 alkuperäisessä tekstissä kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Kohta 14 toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutena nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Egyptin päätöslauselma, ihmisoikeuspuolustajien tilanne, yhteinen päätöslauselma, alkuperäinen teksti kohta 11, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vast... Tyhjää. Anteeksi, korjaa puhemies Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 17 alkuperäinen teksti puolesta tarkistetaan. Kohta 11 toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 17 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 19 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyvin epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale H alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kohta L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tulee päätöslausema koskee Tansaniaa. Toisessa kappale G 2 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt Rova McClarkinin mietintö yksi äänestys, äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt tulemme päätösmä, joka koskee Japanin tarjoaman henkilötietojen soin riittävyyttä. Tarkoitus kaksi puolesta. Vastaan No hyvät kollegat, äänestys alkaa. Tarkistus kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkist... No, tarkistetaan. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätösoma kokonaisuudessaan nimehdetty äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty. Nyt tulee päätösasema, joka koskee eturistiriitaa ja EUn talousarvion suojaamista Tsekin tasavallassa. Tartus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt päätösosma kokonaisuudessaan nimenhoito äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt tulemme mietintöön kollega Eviltä. Euroopan neuvokkuusasiamiehen vuosikertomus 2017 tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 5, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Pyydän anteeksi. En nä- No niin. Sitten on seitsemän nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 D puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tartus 13 äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 21 äh, alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Ovatko äänestys kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 22 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 26 alkuperäinen teksti nimenhuolto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 33 alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19D nimenhoitoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 20D äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 21D äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1D puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tartus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantosan X, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Hyväksytty, anteeksi. Hyväksytty. Tartus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tartus neljä. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantansa on kappale AC, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätösoma kokonaisuudessaan nimenuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tulemme mietintöön Wikström. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, uskoakseni hyväksyt, mutta tarkistutaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kolme alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kohta neljä alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toisessa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarsus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 neljässä tarkistetaan. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10 alkuperäinen teksti neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 11 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 19 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksy toisensa osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 23, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kun tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 26 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta tarkistetaan 26, toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tartus 3D. äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 30 alkuperäinen teksti kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt, kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantosakappale S kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, Täällä on paljon tyhjää äänestäviä. Tarvitaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvät kollegat, nyt ennen viimeistä äänestystä tänä vuonna sallin, että, että kiitän talon työntekijöitä, kaikkia teitä, teidän ja kaikkia työntekijöitä tässä talossa. Se, että he kaikki pääsevät ajoissa kotiin, olisi mahdollista, jos nyt saisimme äänestyksen vielä nopeasti päätökseen, niin että ne, jotka eivät halua sitten kuunnella näitä hyvin jännittäviä äänestölityksiä, poistavat salista heti, kuin siihen tilanteeseen tullaan. Ja ensi vuonna, muistakaapa sitten sitä, mitä tapahtui tällä viikolla, myös valitaistelun aikana kunnioitusta saa vain silloin, kun osoittaa kunnioitusta muille. Wir kommen zur Schlussabstimmung. Nyt loppuäänestys. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Das Wort hat er, Herr Kollege Sulik. Edustaja Sulik on pyytänyt puheenvuoroa. Herr oder Frau Kollege? Onko kysymys herrasta vai rouvasta? Herr Kollege Sulik. Edustaja Solik, onko tämä vielä tärkeää?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 So, wir kommen zu den... Tulemme siis äänestysselityksiin. Nyt aluksi sanoisin nyt teille, että aloitamme sellaisella äänestysselityksellä, joka liittyvät siihen, että niitä ei voitu edellä käsitellä. Ja sitten tulevat kohdat, jotka olivat äänestyksessä 17.18 äänestettävinä ja sitten meillä on lopuksi äänestysselitykset niistä asioista, joista tänään äänestettiin. Haluaisin muistuttaa siitä, että nyt on paljon monia, jotka ovat pyytäneet mahdollisuuden esittää äänestysselityksen. Me voimme jatkaa istuntoa pisimmillään kello 14.45 asti, jotta ne tahot, jotka valmistelevat salia seur- istunnon jatkamista kello 15, saavat työnsä hoidettua. Ja, ja jäljelle jääneet käyttävät puheenvuorot, selitykset voidaan antaa kirjallisina. Aloitamme äänestyksellä, jotka koskevat äh, Viotin Ryybikin äh, mietintö, joka koskee Euroopan budjettia, uuden budjetin vuodelle 2019. Aluksi käyttää kollega Viegas puheenvuoron. Herr Kollege Vigas ist nicht da. Edustaja Viegas ei näytä olevan salissa. Edustaja Mamikins. Um, thank you, president. Paljon kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Ähm, neuvottelut vuoden 2019 talousarviosta olivat erityisen haastavat tänä vuonna. Ja tästä syystä haluaisin kiittää esittelijä Viottia hänen kovasta työstään. Minä olen myöskin ähm, luonnoksen käsittelyyn osallistunut, erityisesti oikeudenvapauden ähm, alueen ulottuvuuteen. Valitettavasti nyt emme ole saaneet kasvatettua ähm, viraston talousarvioosuutta. Uskomme todellakin, että äh, virasto pystyy toimimaan näin pienillä varoilla. Minä tunnen, että tämä on mahdollista hyväksyä. Tämä 932 2 miljoonaa euroa vastaa tutkijoiden, nuorten ja pk-yritysten tarpeita, kun me pyrimme puuttumaan ilmastonmuutoksen syihin ja parantamaan Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta. Siksi minä äänestin tämän puolesta. Kiitoksia. Kiitos. Nyt edustaja Hänän. Thank you, Kiitos, puhemies. Ensin haluaisin kiittää siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti, kuten tavallisesti, hoiditte äänestykset. Haluaisin toivottaa teille kaikille työntekijöille ja tulkeille hyvää joulua. Ranskan protestien tuloksena Ranskan budjettia halutaan nyt ilmeisesti kasvattaa yli sen rajojen, mikä on mahdollista EUn sopimuksissa. Aina on sanottu, että tämä järjestelmä perustuu lakeihin, sääntöihin, joita on noudatettava. Haluaisin jäsenille jättää kysymyksen pohdittavaksi, kun palaatte kotiin. Kun Italia esittää jotain, joka saattaisi sääntöjä leikata, silloin vastustettiin Brysselistä. Noudatetaanko nyt samaa sääntöä, kun Emmanuel Macron toimii samoin? Kiitos edustaja Hänen. Tässä äänestysselitykset tästä Viotti Rybik-mietinnöstä. Nyt tulemme äänestysselityksiin suosituksesta äh, Silva Pereira, aluksi edustaja Omar G. Monsieur le Président. Eh, kiitoksia puhemies. Äh, Taftan ja Setan jälkeen tämä Euroopan unionin ja Japanin äh, sopimus on uusi sopimus pitkällä listalla sopimuksia, jotka nakertavat työntekijöiden oikeuksia ja tämän planeetan terveyttä. Te teette hienoja puheita ilmastotoimista, mutta tämä ei lainkaan estä teitä äänestämättä äänestämästä tämän kaikkein ilmaston vihomielisimmän sopimuksen puolesta koskaan. Te puhutte biodiversiteetistä, mutta ette silti hätkähdä valaiden murhaamista. Te puhutte sosiaalista oikeuksista, mutta silti ette kiinnitä työntekijöiden oikeuksiin huomiota. Ja aina kauneita puheita pidätte demokratiasta, mutta hyväksytte Tiedätte kuitenkin sen, että kansalliset äh, parlamentit äh, jätetään kuulematta. Siksi minä äänestin vastaan. Äh, haluaisin mieluummin puolustaa kansalaisia kuin monikansalaisia suuryrityksiä. Kiitoksia. Kiitos nyt edustaja Urban Crespo. Hän ei näytä olevan salissa. Sitten edustaja Alviol Guzman. Tällä täydestä viikolla on äänestetty vapaakauppasopimuksesta Euroopan unionin ja Japanin välillä. Haluaisin sanoa, että 99 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista ei ole mitään ajatusta tästä, koska Euroopan komissio on pyrkinyt neuvottelemaan, ne on neuvotella oikeuksista planeetalla ja parlamentin komissio on neuvotella niitä, kukaan ei kysy yhtään mistä. Tämä muistuttaa tilanteessa on puhuttu TTIPstä ja sopi, tai sen sopimuksesta, joka tehtiin Kanadan kanssa. Kaikki me yrittävät monikansallisia yrityksiä, ja niin tämä osoittaa, että niillä on enemmän valtaa kuin valtiolla, kun on tällaisia sovittelutuomioistuimia tai ne pystyvät yrittämään ympäristö normit, koska, koska jopa niin yksi niitä maita, jotka myy laittomasti hakattua puuta tai ja tuotteet, jotka liittyvät laittomaan kalastukseen. Tämä liittyy myöskin työntekijöiden oikeuksiin, vaikuttaa myöskin pk ja ei ole näille hyväksi, mutta sitä on hyötyä suurille yrityksille. Euroopan kansanpuolue, liberaatit ja sosiaalidemokraatit ovat ajaneet tätä ja Euroopan vasemmisto äänesti tätä vastaan. Kiitos edustaja Alviol Guzman. Nyt edustaja Morel ei näytä olevan salissa, eikä kollega Viegaskaan. Ja puheenvuorossa saa nyt edustaja Benito Siluaga. Kiitos puhemies. Se, että hyväksyttiin Hefta, Jefta tulee vaikuttamaan kovasti kansalaistilanteeseen. Se, se, se on kunnianhimoisen sopimus, joka on neuvoteltu, mutta siitä voitu keskustella, eikä sitä, eikä se voi muuttaa myöskään kansalliset parlamentit. Tämä on skandaali siksi, että prosessi on ollut todella hämärä. Euroopan komissio, vaikka on puhunut avoimuudesta, on kuullut pelkästään suurten yrityksen loppareita tämä merkitsee sitä, että tapahtuu, kuten tapahtuu sen osalta, ja jälleen kerran syntyy negatiivinen lista palveluista, ja tarkkaan myöskin rajoitetaan kans, mahdollisuuksia e, rajoittaa tämän käyttöä julkisiin palveluihin, kuten esimerkiksi liikun, liikenteeseen. Ja SEFTA antoi ennennäkemättömiä etuoikeuksia monikansallisille yrityksille, joka mahdollistaa sen, että voivat vaikuttaa myöskin hallitusten toimintaan ja lainsäädäntöön. Tämä on sietämätön demokratian rajoitus, työntekijöiden oikeuksien rajoitusta, ja tämäkin vaikuttaa mahdollisuuksiin toistella keinottelua vastaan. Siksi me äänestimme Jeftaa vastaan. Kiitos, Anita Siluaga. Ja nyt edustaja Hänän puhemies. Luonnollisesti minä tuen sitä, että Euroopan unioni tekee Japanin kanssa vapaakauppasopimuksen. Minä aina tuen vapaakauppaa kaikkialla ja mitä syvempi ja kattavampi sopimus on, sitä parempi molemmille osapuolille. Haluaisin vain teidän pohtivan eroa näiden kahden saariston tai saariston vallan välillä Eurasian mantereen reunalla. Niitä kohdellaan aivan eri tavoin Euroopan unioni kumppaneiden kohtelee eri tavoin. Euroopan unionin ja Japanin neuvotteluissa. Kukaan ei ole ajatellut, että osan tästä Japanin saarialueesta pitäisi jäädä Euroopan unionin valvontaan tai kukaan ei ole puhunut vapaasta liikkuvuudesta tai kukaan ole vaatinut sitä, että Japanin pitäisi olla tulliliitossa Euroopan unionin kanssa, kun tällainen kauppasopimus tehdään. Ja kun näemme, kuinka Euroopan unioni kohtelee yhdistynyttä kuningaskuntaa, ei niin, että pyritään molempia hyödyttävä lopputulos samaan aikaan, vaan kosto mieliala vallitessa pelkäänpä, että se aiheuttaa sen, että sopimusta on mahdollista saada aikaan. Kiitos. Ja lopuksi tästä aiheesta viimeinen näistä edustaja Bytikofa. Presidenta. Arvoisa puhemies, EU-Japanin vapaakauppasopimus ei ole täydellinen Tarkistukset, joita ryhmäni esitti, osoittivat, missä olisimme halunneet missä kohdin parantaa tätä sopimusta. Mutta minun mielestäni se tosiasia, että me saaneet näitä läpi, ei ole kuitenkaan riittävä syy äänestää vastaan. Myönteiset säännöt, jotka ovat hyviä. En voi kaikkia mainita aikasyistä. Lisäksi ei ole ainoastaan taloudellisia ja kauppapoliittisia syitä, jotka kannattaisi mainita, vaan minun mielestäni juuri geostrategisia syitä on. Puolta monenkeskisyyttä sellaisina aikoina, jolloin kaksi suurvaltaa vastustaa tällaista järjestelmää. Siksi voimme puhua sopimuksen puolesta, siksi minä äänestin puolesta. Jolla lojallisuudesta omaan ryhmäni suuntaan. Äänestin tyhjää, koska ryhmä äänesti pitkälti vastaan. Kiitos. Kiitos kollega Pytikofe tässä. Äänestöitykset suosituksesta Silva Pereira. Nyt tulemme mietintöön Silva Pereira, joka koskee myös tätä EUn ja Japanin sopimusta. Edustaja Flack ja Kelly eivät ole salissa, joten edustaja Anderson saa puheenvuoron. Thank you. Kiitos Yleisesti ottaen ja solidaarisuutta Japania ja japanilaisia kohtaan pidän hyvänä tätä sopimusta. Se on myöskin askel kohti parempaa, oikeudenmukaisempaa EUn kauppapolitiikkaa, joka pitää prioriteettina sitä, että noudatetaan meidän ympäristö- ja suojelustandardeja ja muitakin asioita, jotka ovat tärkeitä kansalaisia. Mutta lopuksi äänestin tyhjää sekä sopimuksesta että päätösasemasta, koska tässä oli kunnollisia joilla seurataan sen vaikutusta rautatieturvallisuuteen tai katsotaan, miten se todella vaikuttaa siihen, että avataan rautateiden hankintamenettelyjä EU-ssa Japanissa. Olisi miten parempana sitä, että tämä sopimus olisi sulkenut pois jo etukäteen kaiken investointisuojan tällaisella kansainvälisessä sovittelutumistumissa tai valtioiden ja investoivissa sopimuksissa, koska ne ovat epädemokraattisia. Olisi ollut olla enemmityisiä määräyksiä, jotka koskevat kansallisvaltioiden oikeuksia suojella, säädellä, ja se olisi siis suojellut sitä vastaan, että tehdään kaupallisiksi vesi- tai muita julkisia palveluita. Kiitos, edustaja Andersson. Tässä mm, nämä äänestysselitykset. Nyt tulemme yhteen äänestykseen, joka koskee Petelen, kollega Petelen suositusta. Tässäkin on kysymys EU-Japani sopimuksesta. Kollega Petelle ei ole paikalla. Anteeksi, anteeksi, ei Petelle, pyydän anteeksi. Petelle on esittelijä edustaja Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Estelää Peterille tästä mietinnöstä. Uskoakseni tämä on hyvin tärkeää ja olen todella tyytyväinen äh, siihen, että olemme hyväksyneet tekstin sen kunnianhimoisessa muodossa, kuten alun perin ehdotettua, sillä Japanin kanssa tarvitsemme muutakin kuin vain kauppasuhteet. Kyseessä ei ole vain kauppakumppanimme, kyseessä on vahva aasialainen talous, avainroolissa oleva demokratia. Nykymaailmassa, kun otamme huomioon tämän vuosisadan haasteet, terrorismin ja muut globaalit haasteet, meidän täytyy tehdä yhteistyötä ei vain kauppasuhteiden suhteen, vaan muutenkin. Toivon, että tämä tulee entuudestaan vahvistamaan yhteyttä Euroopan unionin ja Japanin välillä muutenkin kuin liike-elämässä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Petelle. Ja nyt tulemme äänestyslistan koskevat kollega Nikan mietintöä Euroopan horisontti. Aloitamme edustaja Damatolla. Hän puhuu ryhmänsä puolesta ja siksi hänellä on kaksi minuuttia puheaikaa. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvin usein äh, tutkimus- ja innovointisektori on se, äh, johon poliittiset toimet kohdistuvat. Me olemme sitä mieltä, että nämä ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä sektoreita kansalaisten tulevaisuudelle, tiedolle ja yritystemme toiminnalle. Ja myöskin äh, tuovat mahdollisuuden kohdata erilaisia haasteita. Siksi olen sitä mieltä, että 104 20 miljardia horisonttirahoitusta on tarpeen, se tukee innovointia. Haluaisin korostaa myöskin, että sen lisäksi, että tarvitsemme lisää tukea toimijoille, me haluaisimme vahvistaa välinettä, jonka tarkoituksena on tukea pk-yrityksille tärkeää tutkimusta erityistoimin, jotta voisimme luoda enemmän mahdollisuuksia tutkijoille, mitä tulee resurssien käyttöön käyttöön. Me haluaisimme pyrkiä energiatehokkuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja haluaisimme myöskin tuotannossa ja kulutuksessa ottaa tämän huomioon. Meidän täytyy to- parantaa toimintaa, mutta emme saa unohtaa sitä, että tämä on ollut tiukan työn tulosta. Suurlobit ovat pyrkineet vaikuttamaan tulokseen. Me olemme kuitenkin päässeet kompromissiin joka ottaa eri eh, tahojen intressit huomioon. Meidän pitää tulevaisuudessa kiinnittää huomioon näihin kysymyksiin myöskin, eh, sillä innovointi on jotakin, mitä emme saa asettaa eh, mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä vastaan. Siksi äänestämme puolesta, puolesta, koska ilmastonmuutoksen torjuminen myöskin tapahtuu näiden tärkeiden sektoreiden kautta tutkimuksen ja innovoinnin kautta. Kiitoksia. Kiitos paljon kollega Dematta. En näe kollega Spirakia salissa, joten kollega Mamikin saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tieteellinen tutkimus auttaa vastaamaan kansalaisten kysymyksiin, jotka koskevat kilpailua, taloudellista edistymistä. Euroopan erityisosaaminen – tutkimuksen ja kehityksen alalla on tärkeä Euroopan unionissa. Siksi puolsin tätä kollega Dannikan mietintöä, jossa vahvistetaan Euroopan tutkimusaluetta. Näin voidaan saada uusia työpaikkoja tutkimukseen. Sosiaalidemokraattina puolan sitä periaatetta, että tieteen pitää olla avointa. Juuri näiden tulosten levittäminen on erityistä Euroopalle. Kuitenkin meidän on voitava taata se, että tutkijat pysyvät Euroopassa, jos verrataan Yhdysvaltoihin, Kanadan ja Australian Nämä maat kiinnostavat tutkijoita, koska siellä on paremmat sosiaaliset olot ja paljon tutkimusmahdollisuuksia. Siksi meidän pitää tukea sosiaalisia oloja me Euroopassa. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Mamikins. Tässä äänestysselitykset kollega Danikan mietintöön. En näe kollega Gribiä salissa. Mm, siksi siirrymme eteenpäin esityslistalla Holmeyer Stevens tö terrorismin erityisvaliokunta. Kollega Makovei, olkaa hyvä. domnule președinte paljon kiitoksia hyvä puhemies mitä voimme tehdä ehkäistäksemme terrorismia tutkiaksemme sitä tehokkaalla tavalla. Aivan aluksi meidän täytyy antaa tutkintavaltuuksia Europolille, jotta se voisi tutkia terrorismia, kyberrikollisuutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten myöskin rahanpesua. Europol on erityisvirasto, joka on erikoistunut terrorismin vastaiseen työhön, mutta se voi vain tukea jäsenmaita, jos nämä niin pyytävät. Ja eräät jäsenmaat voivat äh, itse harjoittaa data-analyysiä, mutta eivät terrorismitutkintaa. Terrorismi on rajat ylittävää rikollisuutta ja siksi yksi eurooppalainen virasto Europol voisi toimia tehokkaammin tutkinnan alalla kuin jäsenmaansa tehtävä tutkinta rikosoikeudellisen yhteistyön kautta. Luonnollisesti tutkintaa valtuuksiin täytyy liittää myöskin lisää taloudellisia resursseja Europolille. Meidän täytyy tehokkaasti vastustaa terrorismia. Kiitoksia. Kiitos paljon kollega Makovei. En näe kollega Petrovskia, joten edustaja Mamikin seuraava puhuja. Thank you, president. Kiitos puhemies. EUn jäsenvaltiot kohtaavat äärioikeistolaisten ja uusfasististen liikkeiden lisääntyvän väkivallan kohteena ovat muut maahanmuuttajat, uskonnolliset ja kansalliset vähemmistöt ja tämän liik- liikkeen toimia nähdään kaikkialla ja minun maani Latvia ole poikkeus tässä. Äskettäinen isku täällä Strasbourgissa muistuttaa meitä siitä, että vaara on aina olemassa. EUn rooli, sen täytyy toimia tällaisissa tapauksissa nopeasti aina kun tällaista tapahtuu. Tähän me tarvitsemme voimakkaampaa ja koordinoimpaa reaktiota ja yhteistyötä EUn tasolla. Turvallisuushaasteet ovat yhä enemmän rajat ylittäviä ja vastauksen täytyy myös olla rajat ylittävä. Ja tästä syystä pidän hyvänä sitä, että eurooppalaisen investoinnin tulisi toimia yhteisen strategisen ja kulttuurin puolesta, että luodaan uusi koordinaatiokeskus terrorismin uhreille, mikä on välttämätön toimi, jota komission välittömästi tulisi edistää. Kiitos paljon, kollega Mamikins. Kollega Nekovia en näe salissa, kollega Zibia en myöskään, enkä Fossenbergia, joten Holmeirin Stevensin äänestysselitykset on kuultu. Sitten kollega McAllisterin mietintö, vuosikertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta. Kollega Makovei, olkaa hyvä. Mulțumesc Paljon kiitoksia puhemies. Suurin uhka Euroopan unionin turvallisuudelle on Kremlin propaganda ja Venäjän toiminta, joka pyrkii siihen, että Euroopan unioni hajoaa ja ne maat, jotka eivät Moskovaa tottele, kärsivät. Venäjän toimet eivät olisi mahdollisia ilman tiettyjä heitä tukevia tahoja jäsenmaissamme. Jos me haluamme puuttua Venäjän hajottavaan toimintaan Euroopan unionin ulkopolitiikan kautta, meidän pitäisi tehdä tämä yksimielisyys päätöksellä. Me näemme erilaisia vihamielisyyksiä, vääristeltyjä uutisia äh, Ranskaan, Belgiaan ja niin edespäin liittyen. Meidän täytyy reagoida vahvemmin laittomat miehitykset, kyberrikollisuus, väärät uutiset, kaikki nämä ovat sellaisia vitsauksia, että yksikään jäsenmaa ei niistä ole säästynyt. Putin haluaa hajottaa ja hallita. Kiitos oikein paljon, kollega Makovei. En näe kollegoita Urban Crespo tai Pietrovski, enkä myöskään edustaja Sylkä, joten äänestysselitykset McAllisterin mietintöön on kuultu nyt. Äänestysselitys kollega Paskun mietintöön. Ei myöskään, koska Pietrovski ei ole paikalla, joten seuraavana Astrovitsiuksen mietintö. Vuoden 2017 vastainen kertomus ihmisoikeus- ja demokratiapolitiikka. Kollega Skripek. Is this not Skripek? Yes. Skripek? No? No explain. Ettekö haluttakaan antaa äänestysselityksiä? Selvä. Eli seuraavaksi sitten Postvision. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tuto zprávu. Jsem velmi rád, že zpráva byla... Puhemies, olen hyvin tyytyväinen, että mietintö on niin tasokas. Se on paljon parempi kuin aikaisempina vuosina. Ihmisoikeudet ovat tärkeä kysymys EU:ssa. Olen itse juristi ja tehtävänäni on poistaa maailmanlaajuisesti kuolemanrangaistus. Ja se 7-8 prosentilla kuolemanrangaistukset ovatkin vähentyneet verrattuna edelliseen vuoteen, mutta se ei ole tarpeeksi. Siksi vetoan EU-hun, jotta se keskittyy keskittyisi tähän eikä aliarvioisi tätä osaa ihmisoikeuksista. Pitää tehdä kaikki voitavamme, jotta lopetamme käyttämästä ja väärinkäyttämistä kuolemanrangaistusta monissa maissa. Minä tuin tätä mietintöä ja toivon, että tilanne vielä paranee ensi vuonna. Niin, eli seuraavaksi Zaborska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Valitettavasti niin kuin toistamiseen viime aikoina, niin tämäkin vuosi raportti ihmisoikeuksista kertoo vääristyneesti niistä ihmisoikeuksista, joita meidän pitää suojata. Täällä on useita sellaisia vaatimuksia, mitkä menevät EUn toimivallan ulkopuolelle perustamissopimusten mukaisesti. Minusta oli todella yllättävää, että täältä löytyy myös tietynlainen periaate, joka on YK on ehdottama kyllä, mutta ihmisoikeusneuvosto ja yleiskokous ei hyväksynyt tätä YK ehdotusta ja minusta on ihan huono asia, että tässä pyritään nyt vääränlaisia ajatuksia edistämään ihmisoikeuksista ja siksi en voi tätä tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sosniasz. E, ja głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. E, Kiitoksia. Äänestin tätä mietintöä vastaan. Euroopan politiikka ihmisoikeusalalla pyrkii saamaan aikaan vallankumouksen, mitä tulee tapoihin ja käytänteisiin. Ja tässä siirrytään aivan väärään suurtaan. Tässä puhutaan myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Siitä on tullut nyt sitten ihmisoikeuksien keskeinen teema kaikissa aloitteissamme. Ja myöskin sukupuolen määritelmä on nyt kiistanalainen. Myöskään Istanbulin yleissopimus ei ole ongelmaton. Tätä vasemmistoretoriikkaa levitetään ja tässä käytetään vain yksipuolista välinettä. Koulutuksen pitäisi torjua radikalisointumista, mutta se ei pidä paikkaansa. Meidän pitää koulutuksen kautta vahvistaa tietoa, eli minä vastustan tällaista käsitystä ihmisoikeuksista. Kiitoksia. Eli Austravitsiuksen mietintö on nyt käsitelty, koska Nikolasik ei näytä olevan paikalla. Seuraavaksi sitten Virkkusen Marineskun ja Telitskan mietintö, joka liittyy verkkojen Eurooppaan. Ja Benito Siluaga on pyytänyt puheenvuoroa. Verkkojen Eurooppaa mekanismissa on sellainen energiamalli, joka on ihan päinvastainen kuin mitä tarvitsisimme tässä ilmastotilanteessa. Tämä on kestämätön, infrastruktuurinen ja kaasuputkinen ja myös jos ajatellaan Viska ja Lahden yhteenliittymiä sen sijaan, että unohtaisiin fossiilisten polttoaineen rahoittaminen, niin tässä kuitenkin kaasua, maakaasua jatkossakin tuetaan. Se saa valtavan määrän rahoja rahaa, vaikka tiedetään, että se vaikuttaa todella kielteisesti ympäristöön, eikä täällä myöskään korosteta energiatehokkuutta. Se pitäisi asettaa etusijalle, miten pitäisi vähentää kulutusta sen sijaan, että edistettäisiin sellaista infrastruktuuria, joka ei ole perusteltua. Ja sitä paitsi, jos ajatellaan mekanismin rahoja, ne tulevat kohesio rahastosta, joka on tärkein tapa vähentää alueellista epätasa-arvoa EU:ssa ja tämän lisäksi halutaan militarisoida liikenneinfrastruktuuri ja otetaan mukaan kaksoiskäyttö, siviili- ja sotilaskäyttö. Tämä tapa saada sotilas... Kiitoksia, teiltä loppui puheaika. Ja seuraava. Tässä olivat tämän mietinnön äänestysselitykset. Ja sitten Gallerin mietintö. Siellä ei ole ketään. Lundgren ei näytä olevan paikalla. Seuraavaksi Salinin mietintö, EUn avaruusohjelma. Meillä on ainoastaan yksi äänestysselitys. Maier, olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta ja niin kuin ystäväni kuningas on hallitus kehotti mitä tulee artikloihin 25 ja 14, että saadaan aikaan suurempaa selvennystä, mitä tulee iso britannian yrityksen, jotta he voivat osallistua EUn avaruusohjelmiin Brexitin jälkeen. Hallitus ei ole kovinkaan paljon oikeassa tässä, mutta tässä kyllä ovat, miten tämä mahdollisesti vaikuttaa iso britannian avaruusliiketoimintaan. Tämä on äärimmäisen tärkeä tärkeää myös omassa vaalipiirissäni. Seuraava vaihe Kopernikus-ohjelmassa 70 voi hyödyttää miljoonilla talouttamme. Kuitenkin tämä heikentää siten, miten hoidamme tulevia suhteitamme ennen kuin lähdemme EU-sta. Brexitin tilanteessa hallituksella ei enää ole meppejä täällä parantamassa lainsäädäntöä brittien kannalta ja tietenkin EU sitten pystyy tekemään mitä haluaa, emmekä voisi, meillä ole mitään sananvaltaa. Olen huolissani siitä, että tästä tulee astronomisen huono sopimus Britannian kannalta. Dank, Frau Kiitoksia. Hyvät kollegat, näin ei saisi käydä, mutta joskus näin käy. Virheitä tapahtuu. Ja Benito Ziluaga sai vain minuutin aikaa minun tietojeni mukaan, mutta hänellä oli kyllä oikeastaan kaksi minuuttia aikaa. Eli kyse oli Virkkusen Marineskun Tellitskan mietinnöstä. Eli, eli kollego Benito Thiluaga saa nyt mahdollisuuden käyttää uudelleen puheenvuoro. Kiitos puhemies voinko käyttää nämä kaksi minuuttia kokonaan vai vain tämän loppuosanko käytän? Okei. Okay. Kiitos puhemies. Verkkoin Eurooppa edistää sellaista mallia, mitä me energian osalta tarvitsee, kun ilmastontila on niin hälyttävä. Siinä on mega infrastruktuureja, kuten mitkat, kaasuputket ja mm, Viskain alueen sähköyhteenliittymät sen sijaan, että unohdettaisiin fossiiliset polttoaineet, niin väärin luonnon luonnonkasuksi kutsuttu kaasu saa vielä miljardia euroja, vaikka sillä on todella huonoja vaikutuksia, eikä tässä myöskään asta etusijalle energiatehokkuutta, jota pitäisi korostaa energian säästöä sen sijaan, että tällaista megainfrastruktuuria lähdetään rakentamaan. Ja mekanismin rahat tulevat kohesiorahastosta, joka kuitenkin eniten pyrkii vähentämään epätasa-arvoisuutta Euroopan unionissa ja lopulta sitten pyritään militarisoimaan liikenne infrastruktuuria otetaan siviili- ja sotilaskäyttö samaan aikaan. Ja tällä tavalla sotilasasiat tulevat ikään kuin takauven kautta EU-hun. Me haluamme ekologista siirtymää ja rauhallista Eurooppaa. Siksi äänestimme tätä mekanismia vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja suoka anteeksi tämä moka. Seuraavaksi Rosatin mietintö merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus. Jaslovietska ei näytä olevan paikalla. Eli edustaja Sosnierc, olkaa hyvä. Ja zawsze głosuję przeciwko wszelkim e, e, sposobom na podnoszenie... Puhemies, olen olemme verotuksen korotuksia vastaan, mutta jos verotus ei ole oikeudenmukaista, sitten voitaisiin laskea niiden veroja, jotka ovat maksaneet liikaa, mutta ei lisätä niiden veroja, jotka jo muutenkin maksavat paljon. Jos Google ja Facebook ja muut saavat paljon tuloja, se johtuu vapaaehtoisista transaktioista. Ja sehän on hyvä asia. Se, mikä on pakollista, on pikemminkin huono asia. Tämän takia puollan aina sitä, että ihmiset rikastuvat vapaaehtoisten transaktioiden pohjalta, mutta ei velvoitteista, kuten esimerkiksi kun poliitikot äh, määräävät veroja. Sitten tähän liittyy myös tiettyä byrokratisoimista, mitä tulee internettiin. Jos tässä tekee, näkee analogian, niin pitäisi pikemminkin parantaa internetin toimintaa eikä sen valvontaa pitäisi lisätä. Kiitoksia. Tässä oli siis Rosatin mietintö. Ja seuraavaksi päätöslausumaesitykset, jotka liittyvät eturistiriitaan EUn talousarvion suojaamiseen Tsekin tasavallassa ja puheenvuoron saa Polčak. Eh, Kiitoksia. Minä tuin tätä päätöslausumaesitystä ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että tämä meni läpi. Meidän velvollisuutemme on suojella veromaksajien varoja. Kyse on EUn talousarvion suojaamisesta. Ja Tsekin tasavallan pääministeri on yrittänyt levittää kampanjansa Euroopan tasolla ja tätä ei voida hyväksyä. Esimerkiksi Transparency International on tästä moittinut. Eli Tsekin pääministeri on hyötynyt näistä tuista – mutta hän on sitten syyllistynyt suorastaan petoksiin ja tästä ovat kärsineet PK-yritykset Tsekissä ja hänet on tuomittu rikoksista. Ja on hyvä, että päätöslauselma myöskin osoittaa, miten valtaa on käytetty väärin. Meidän täytyy varmistaa, että taloussäännöt toimivat ja meidän täytyy varmistaa tasapaino. Ja pääministeri osti itselleen hyvin paljon valtaa. Ja hän ei, tässä tapauksessa valvonta ei ole toiminut. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä kollega Pospisil evropský parlament svým hlasováním dnes jasně řekl že pan premiér babiš Puhemies, tällä, tänään, tänään päivän äänestyksessä parlament on todennut, että pääministeri Babisilla on todella ongelma käsissään. Se, mitä pääministeri Babis on tehnyt Tsekoslovakiassa, hän on Tsekissä ja hän on, se on tämä vielä oikein, parlamentti kuitenkin on tästä aivan eri mieltä. On aivan selvää, että Euroopan komissio komission täytyy, täytyisi tutkia tilanne todella neutraalisti ja objektiivisesti, jotta otetaan selvää siitä, onko Babis saanut oikeudenmukaisesti näitä varoja vai perusteetta. Se seikka, että herra Babis on pääministerin, on todella vaikea ongelma, ongelma ratkaista puhtaasti sekin tasolla, koska kaikki valvontaelimet, niihin voidaan vaikuttaa kansallisella tasolla. Mielestäni tässä tarvitaan Euroopan toimielimien toimintaa. Niiden pitää analysoida tilanne. On totta, että valtiovarainministeri on alkanut jo toimia sekin tasavallassa ja kertonut, että ei aio pyytää tukia enää Agrofert-yrityksille. Kiitoksia. Eli tässä olivat eturistiriitaan liittyvät äänestysselitykset. Seuraavaksi Evin mietintö. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017. Ja Evi saa sitten viimeisen äänestysselityksen tältä vuodelta. Eli tämän vuoden viimeinen äänestysselitys, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies. Eturistiriidat ja lobbaus ja päätökset, joita tehdään suljettujen ovien takana, nämä ovat suurimpia ongelmia Euroopassa, jossa edelleenkään näitä ongelmia ei ratkaista. Ja kansalaisten ja EUn välinen kuilu on yhä suurempi. Ja tämä näkyy tässä oikeusmiehen vuosikertomuksessakin. Tämä koskee esimerkiksi Junckera, Selmayr-tapausta, Katainen, Varroso, ekp pääjohtaja Draghi – Oikeusasemies on tehnyt kuitenkin suosituksia ja ratkaisumalleja, ja tätä meidän pitää tehdä. Euroopan pitää kuunnella näitä suosituksia, koska Euroopan kansalaiset ansaitsevat läpinäkyvyyttä, ja meidän pitää toimia moraalisesti oikealla tavalla. Ja kansalaisten täytyy myös tietää, miten päätöksiä tehdään, jotta voidaan välttää näitä ilmiöitä, joista aina syytetään Brysseliä. Eli olen iloinen siitä, että valtaosa täysistunnosta tuki tätä mietintöä ja se meni läpi. Kiitos. Kiitoksia. Eli tässä oli siis äänestysselitys Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 2017. Eli tältä vuodelta kaikki äänestysselitykset on nyt annettu ja istunto jatkuu kello 15. puhemies uh, hyvää iltapäivää hyvät kollegat ähm, täysistunto jatkuu tervetuloa komission jäsen tämä on viimeinen täysistunto päivä ennen joulua joten tehkäämme tästä sujuva ja tehokas Hyväksytyt tekstit pöytäkirjaistunnosta ovat saatavilla. Onko niihin huomautettavaa? Näin ei ole, kollegat, joten pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Nyt siirrymme ensimmäiseen asiaan. Iltapäivän esityslistalla kyseessä on suullinen kysymys komissiolle. Harvinaiset sairaudet. Ensimmäinen puhuja Edustaja Meissner, viisi minuuttia, olkaa hyvä. President. Kiitos paljon puhemies komission ja sen hyvät kollegat. Täällä ei ole monia. Se on selvää. Joulu on pieni ja useimmat ovat jo lähteneet. Ennen joulua haluaisinkin käsitellä mukavia aiheita eikä sairauksia. Se on selvää. Kaikki haluaisivat hyvää terveyttä. Voitaisiin ajatella, että Euroopassa on lääketieteellistä tutkimusta niin paljon, että kaikki asiat on hoidettu hyvin. Mutta – on olemassa sellaisia sairauksia, joita esiintyy niin vähän, että sairauksien hoito on hankala. Tätä halutaan parantaa. Harvinaisista sairauksista puhutaan yleensä, kun alle 2000 ihmistä kärsii jostain sairaudesta. No se on kuitenkin melko suuri määrä, kun ajatellaan Euroopan unionin ihmisiä, joilla voi olla harvinainen sairaus. 6-8 tuhatta harvinaista sairautta mutta kaiken kaikkiaan tämä koskee kuitenkin määrä, merkittävää määrää ihmisiä, 30 miljoonaa. Mitä tämä tarkoittaa näille ihmisille? Se tarkoittaa sitä, että kun he saavat diagnoosin, joka toivottavasti on oikea diagnoosi, koska diagnoosi voi olla vähän epävarma, kun on kyse harvinaisesta sairaudesta. Sitten on suuria kysymysmerkkiä tietenkin sekä lääkäreillä että perheissä. Yleensä ajatellaan, että on sairaus, sitten saa lääkettä siihen ja sitten asia hoituu, mutta harvinaisten sairauksien osalta näin ei ole. Voin kertoa tämän omasta kokemuksesta. Isäni kuoli varhaisessa vaiheessa harvinaiseen sairauteen, samoin veljeni jo lapsena. Molemmissa tapauksissa tutkimus eteni niin hitaasti, että kumpaakaan ei pystynyt auttamaan. Isäni oli tunnettu poliitikko ja me perheenä sanoimme, että emme halua ottaa isämme esimerkkinä esiin tai pitähän tietenkin tällaisena tutkimuskohteena. Se oli ehkä väärin silloin, mutta e, näin teimme silloin. Oma poikani sairastui pienenä sairauteen, jota ei tunnettu silloin koskaan. Mutta tutkimus auttaa häntä, koska tutkimus, joka on edistynyt hänen sairautensa osalta, on johtanut siihen, että se on auttanut muita, mutta ei häntä itseään. Aina ei ole oikeaa diagnoosia, ei ole tunnettua hoitomuotoa, eli kokeilun ja erehtymisen kautta oman poikani osalta – koin tämän monet kerrat. Voi olla, että kokeillaan hoitomuotoa, joka saattaa auttaa, pelastaa elämää, mutta aina näin ei ole. Siksi on hyvin tärkeää, että mahdollistetaan tutkimus ja voidaan myös nähdä, miten voidaan huolehtia rahoituksesta, miten voidaan parantaa niitä verkostoja, jotka on nyt jo olemassa, jotta voidaan, voidaan auttaa niitä ihmisiä, joita tämä nyt koskee. Lääketiede on edistynyt toisaalta hyvin pitkälti. Ja joissain tapauksissa ollaan kuitenkin vielä ihan lastenkengissä. Esimerkiksi trooppinen virus Tällainenkin tapaus on ollut minun miehelläni ja lapsellani, että ei tiedetä oikein mistä sairaudesta on kyse. Mitä voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin auttaa kaikkia Euroopassa saman hyvää hoitoa, selkeät diagnoosit ja tietenkin mahdollistaa myös lääkehoito? Siksi olemme työstäneet kysymyksiä, jotka aion nyt lukea. Ensimmäinen kysymys komissiolle on, mitä toimenpiteitä komissio on tähän mennessä toteuttanut varmistaakseen harvinaisten sairauksien tarkan ja ajoissa tehtävän diagnoosin ja sen, että saadaan nopeasti lääkkeitä kohtuulliseen hintaan kaikkialla Euroopan unionissa. Millä tavoin komissio edistää harvinaisten sairauksien tutkimista ja uusien ja parempien diagnosointimenetelmien kehittämistä? Miten komissio aikoo edetä tässä asiassa ja saavuttaa tilanteen, jossa on mitattavissa olevia entistä parempia tuloksia kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Toiseksi, millä tavoin komissio aikoo taata, että harvinaisia sairauksia potevien saatavilla on tietoa, lääkkeitä ja lääkinnällistä hoitoa kaikkialla unionissa? Millä tavoin komissio edistää koordinoinnin ja oppimisen parantamista jäsenvaltioissa, kun otetaan huomioon, että aikaisen ja paikkansa pitävän diagnoosin saaminen saattaa vaikuttaa merkittävästi ennusteeseen ja elämänlaatuun? Ja kolmanneksi, millä tavoin komissio aikoo varmistaa kestävän rahoituksen potilasjärjestöille, jotka tukevat harvinaisten sairauksien eurooppalaisia osaamisverkostoja, esimerkiksi hyödyntämällä harvinaisten sairauksien eurooppalaista yhteisohjelmaa? Uh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi antaisin komission jäsenen Andrukaitiselle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Much, Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi. Kuten muutkin komission jäsenet ja tämän parlamentin jäsenet, minä haluaisin jälleen kerran ilmaista solidaarisuuteni hirvittävien terroriiskujen uhrien omaisille. Te tiedätte, että äh, meillä oli kolme kuolon uhria näissä iskuissa. Äh, minä olen itse lääketieteen tohtori ja tässä haluaisin äh, lausua myöskin sanottoni edustaja Meissnerille teidän kokemustenne vuoksi. Me olemme tehneet vuosia töitä harvinaisten tautien alalla ja komissio on rakentanut asiantuntijan verkoston. Meillä on poliittinen puitteisto jäsenmaissa ja kannustamme innovatiivisiin toimiin. Mutta hyvä puhemies, jos sallitte, minulla on kuusi kysymystä ja kolmessa minuutissa on aivan mahdotonta vastata kaikkiin näin kysymyksiin. Tämä oli hyvin yksityiskohtaista, joten haluaisin kysymys kysymykseltä vastata, koska haluaisin vastata kattavasti, jos vain sallit, että puhun yli kolme minuuttia. Paljon kiitoksia. Ensimmäinen kysymysryhmä. Tämähän ensimmäinen liittyy oikea-aikaisiin harvinaisten taittien diagnosointeihin. Tämä on erittäin tärkeää. Me olemme ryhtyneet toimiin, jotta potilaat saisivat diagnoosin mahdollisimman nopeasti. Ensinnäkin olemme hyväksyneet direktiivin, joka koskee rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja poli- potilaiden oikeuksia. Kansa- Meillä on kansallisia äm, yhteyspisteitä 28 sellaisia, ja ne toimivat. Ja tarkoitus on tiedottaa lääkäreille harvinaisista sairauksista ja jakaa asiantuntemusta ja tarjota hoitoa potilaan omassa kotimaassa tai tämän kontaktipisteen kautta helpottaa hoidon saantia muualla. Tämän lisäksi meillä on e-health rakenne, joka on nyt toimiva ja käytössä. Tämä on jotakin, minkä saimme aikaan. Tarkoituksena on helpottaa tiedonvaihtoa raja-alueilla, potilastietoihin liittyen ja niin edespäin. Meillä on myöskin 24 referenssipisteen verkosto ja yli 300 so- sairaalaa ympäri Euroopan unionin kuuluu tähän verkostoon. Tarkoitus on taata nopea diagnosointi ja potilaiden hoito harvinaisten tautien yhteydessä. Tämä verkosto auttaa erittäin paljon työssämme. Se yhdistää erilaisia asiantuntijoita ympäri Euroopan unionin. Kliininen potilashallintajärjestelmä nyt on jotakin, mikä toimii. Viime vuoden marraskuusta lähtien eurooppalaisen referenssiverkoston asiantuntijat keskustelevat todellisista potilastapauksista ja voivat antaa virtuaalisia mm, konsultaatioita ja asiantuntemusta. Me pyrimme tunnistamaan potilaiden tarpeet ja nyt meillä on yli 250 potilasta, jotka ovat äh, marraskuun jälkeen saaneet apua ja diagnoosin tämän verkoston avulla. Se osoittaa, että toiminta toimii. Aikaisemmin tänä vuonna julkaistiin tutkimus siitä, minkälainen taloudellinen vaikutus on ollut äh, lääketieteellisten kannustimien alalla ja sertifikaatteihin liittyen. Tämä kiinnitti huomiomme myöskin harvinaisiin sairauksiin. Me pyrimme arvioimaan kertyneen asiantuntemuksen perusteella kaikki asetukset ähm, orpolääkkeiden osalta. Me saatamme päätökseen myöskin tämän lainsäädännön osan ennen minun kauteni loppua todennäköisesti ensi vuoden keväällä. Meillä on myöskin toimia, jotka pyrkivät siihen, että että me parannamme varhaisen diagnoosin mahdollisuuksia harvinaisten sairauksien yhteydessä. Me olemme tukeneet yli 200 hanketta harvinaisten sairauksien alalla hyvin, hyvin erilaisissa tapauksissa ja annamme yli miljardi euroa äh, rahoitusta harvinaisten sairauksien äh, alalla. Meillä on esimerkiksi Neuron Mix-hanke, joka keskittyy suuren ryhmään harvinaisia sairauksia, mukaan lukien harvinaiset munuaissairaudet esimerkiksi. Meillä on myös Immune Aid-hanke ja tarkastelemme mahdollisuutta kasvattaa sen kapasiteettia tulevina vuosina. Tässä on monia klustereita, jotka voisivat auttaa tässä monimutkaisessa harvinaisten sairauksien tilanteessa. Me pyrimme saamaan mitattavissa olevia tuloksia harvinaisten sairauksien alalla. Haluaisin korostaa asiantuntijapaneelin lausuntoa liittyen mitattavuuteen harvinaisissa sairauksissa. Me olemme myöskin saattaneet päätökseen tehokkaamman tavan mitata hoitoon pääsyä. Tämä hanke on jotakin, mitä käynnistimme Euroopan parlamentin pyynnöstä ja nyt ajamme sitä eteenpäin. Toinen kysymysryhmä sitten tiedon saanti ensinnäkin. Aivan aluksi haluaisin mainita yhteisen äh, toimintaryhmän työn harvinaisten sairauksien alalla viime vuosina. Se on tukenut harvinaisten sairauksien tietokannan kehitystä ja äh, se on auttanut kodifioimaan harvinaisia sairauksia terveydenhuoltojärjestelmissä niin, että ymmärtäisimme paremmin tätä monimutkaista kenttää. Meillä on äh, kaikkein suurin, maailman suurin äh, harvinaisten sairauksien tietokanta, jota eurooppalaiset kumppanit hallinnoivat. Tiedätte myöskin, että meillä on pilottiryhmä muiden kuin tartuntatautien osalta, joka käsittelee myöskin harvinaisia sairauksia. Tarkoituksena on jakaa tätä tietoisuutta parhaina käytänteinä. Se on tavoitteidemme linjalla. Sitten ää, äh, tämä Orpo-lääkekysymys. Meillä on projekti, joka pyrkii siihen, että että tuemme jäsenmaita, jotta ne voisivat paremmin koota tietoja kaikista 28 jäsenmaasta harvinaisiin sairauksiin liittyen. Komissio on myöskin luonut harvinaisten sairauksien rekisteröintifoorumin ja tukee yhteensopivuutta olemassa olevien rekistereiden kohdalla ja kehittää uusia. Voisin kaksi kan, tietokantaa mainita CSPE ja Euro 4. Sitten kysymyksenä koskien hoitoon pääsyä ja lääkehoitoa harvinaisten sairauksien alalla. Me olemme pyrkineet auttamaan kansalaisia saamaan lääkehoitoa muista jäsenmaista ja tiedottamaan ihmisille siitä selkeästi, mikä on heidän oikeutensa saada korvauksia rajat ylittävästi lääkehoidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden pitäisi kiinnittää huomio ähm, potilaisiin, joilla on harvinaisia sairauksia ja korvauksiin, joita he hoidosta saavat. Komissio myöskin tukee tätä harvinaislääketietokantaa. Se on harvinainen mahdollisuus koota yhteen tietoa harvinaisista sairauksista ja jakaa sitä. Pahoittelen, hyvä komission jäsen, äh, tulkit äh, pahoittelen komission jäsen tulkit tuolla sanoivat, että puhutte melkoisen nopeasti. Tämä oli hiukan hankalaa. Tiedän, että meillä oli tiukka aikataulu, mutta pyytäisin puhumaan hiukan rauhallisemmin. Uh, uh, yes, of course. Niin, tietenkin. Äh, jos äh, siis palaisin äh, Euroopan harvinaislääkkeiden tietokantaan, mitä tulee siihen, anteeksi, pahoitan nyt, keskeytin teidät, puhukaa vain aivan rauhassa. Niin, harvinaislääketietokanta kun tarkastelemme Euroopan unionin harvinaislääkkeitä koskevaa lainsäädäntöä, me puutumme nyt sellaisiin hoitoihin, jotka on aikaisemmin jätetty huomiota. ja meillä on kannustejärjestelmiä niiden suhteen. Tarkoituksena on löytää tasapaino tutkimuksessa ja taata rahoitusta ja pääsy kohtuullisen hintaisiin lääkehoitoihin harvinaisten lääkkeen, sairauksien alalla. Me tulemme käyttämään tätä tietoa hyväksemme harvinaislääkkeiden ja lapsille suunnattujen lääkkeiden alalla. Nyt jos me onnistumme tässä työssä, se auttaa meitä pääsemään eteenpäin. Sitten toinen kysymysryhmä, se, että me tukisimme parempaa koordinaatiota ja oppisimme rajat ylittävästi tilanteessa. Tässä on selvästikin sellainen tilanne, jossa Euroopan unionin tasolla lisäarvoa syntyy yhteistyöllä. Tämä ei ole subsidiariteettikysymys, ellei paikallisella tai alueellisella tasolla pystytä ratkomaan näitä ongelmia. Me voimme sen tehdä eurooppalaisella ta- tasolla. Tämä on ö, lähipäätösperiaatteen mukaista. Meidän pitäisi välttää myöskin sirpaloitumista ja pyrkiä luomaan maantieteellisiä hyötyjä potilaiden eduksi. Kuten tiedätte, uusi eurooppalainen referenssiverkosto korostaa yhteistyötä mukaan lukien ö, kliininen työ ja erilaiset tutkijat ja hoitojen kehittäjät. He myöskin liittyvät diagnoosiverkostoon ja työryhmiin ja pyrkivät tarkastelemaan sitä, kuinka konkreettisesti näihin ongelmiin voitaisiin vastata. Minä vielä haluaisin luoda eurooppalaisen verkoston, joka kommunikoi kansallisten terveydenhuoltoverkostojen kanssa – niin että me voisimme aina löytää nopeita yhteyksiä, jotta oikea-aikainen diagnoosi voitaisiin tehdä. Sitten kysymyksenä koskien äh, potilasjärjestöjen ähm, rahoitusta, kun ne pyrkivät äh, olemaan mukana tässä referenssiverkostossa, joka käsittelee harvinaisia sairauksia. Komissio tukee potilasjärjestöjä ähm, Health-ohjelman kautta. Tämä on yksi rahoituslähestymistapa lähde. Ja tämä lisäksi myös verkkojen Eurooppa-ohjelman alla. Jokainen eurooppalainen referenssiverkosto saa 200 000 euroa vuosittain eh, Health-ohjelmasta. Tämä parantaa verkostojen koordinointimahdollisuuksia ja mahdollisuutta luoda kokouksia potilaiden edustajille. Tarkoituksena on myöskin tukea potilasjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä toimijoita alalla. Horisontti 2020 2018 työohjelma tarkastelee myöskin mahdollisuutta luoda eurooppalaista yhteisrahoitusta harvinaisten sairauksien alalla. Tämä liittyy eurooppalaisen referenssiverkoston toimintaan siellä – meillä on ohjelma, yli viiden vuoden ohjelma potilasjärjestöille, jotta voisimme taata työn jatkuvuuden 2020 jälkeenkin. Meidän pitäisi suorin tuin tätä tukea antaa. Tietenkin rakennerahastoja on myöskin mahdollisuus jäsenmaiden käyttää kannustimina ja sosiaalirahastoja lääketieteen pätevyyden kasvattamiseksi. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia mahdollisuudesta kertoa siitä, kuinka laaja kirja toimia meitä harvinaisten sairauksien alalla. Tämä politiikka on alkanut tuottaa selkeää lisäarvoa potilaille ja heidän omaisilleen. Haluaisin myös mainita, että asiantuntijoiden yhdistäminen verkoston ympäri Euroopan unionin on minun prioriteetteeni. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä hyvin tyhjentävästä vastauksesta. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien edustajien puheenvuoroihin. Aivan ensimmäisenä edustaja Pietikäinen kaksi minuuttia EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää komissiota aluksi, koska komissio on ollut todella aktiivinen – ja on erittäin tehokas omassa työssä, mitä tulee harvinaisiin lääkkeisiin. Ja harvinaiset lääkkeet ovat jotakin, missä Euroopalla todella on tehtävänsä, koska ne eivät todellakaan ole harvinaisia. On 80 000 harvinaista sairautta ja lähes 10 prosenttia eurooppalaisista sairastaa jonkinlaista tai kärsii jonkinlaista harvinaista sairaudesta. Se on harvinainen vain tapauskohtaisessa, tapa, kaupunkikohtaisessa tai jäsenvaltiokohtaisesti, jolla ei ole kapasiteettia tai mahdollisuuksia niin, että olisi tieto, hoitomahdollisuudet eh, tai lääkkeitä. Siksi me tarvitsemme tällaista koko Euroopan kattavaa yhteistyötä, joka pitäisi olla esimerkki muiden sairauksien tapauksessa. Uskoakseni pitkällä tähtäyksellä pitäisi myöskin olla tällaisia referenssikeskuksia, joita tällä het- muidenkin sairauksien tapauksessa kuin tällä hetkellä on, parvinaisen eh, sairauksien tapauksessa puhuitte tästä ajoissa tapahtuvasta diagnoosista ja siitä, että käytettäisiin rajat ylittäviä eh, terveydenhoitoaloitetta ja että myöskin e-terveyttä, jotka ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten Eurooppa voi auttaa. Haluaisin myöskin osata, osoittaa tähän horisonttivaroja vastaisuudessa niin, että nämä harvinaisen sairauksien verkokset, verkostot ja referenssikeskukset olisivat sellaisia, miten näitä lääkkei, lääkäreitä voitaisiin kehitellä niin, että myöskin tekoäly voisi auttaa vastaisuudessa lääkäreitä diagnooseissa ja tämä voisi auttaa myöskin yleislääkäreitä siinä, että ne hyvin nopeasti voisivat identifioida tilanteen ja myöskin katsoa, miten voidaan hoitaa tällaisia ihmisiä, joilla on tällainen sairaus. Sitten nämä harvinaislääkkeet. Harvinaislääkkeet ovat äärimmäisen kalliita ja tämä on tietysti kielteinen lottovoitto paikalliselle terveyskeskukselle, mutta Euroopan tasolla tämä ei ole kovin kallista, joten meidän pitäisi todellakin löytää käyttää eurooppalaisia varoja siihen, että ostetaan harvinaislääkkeitä, harvinaislääkkeiden hoito, hoito, hoitoon. I need to online. Paljon kiitoksia. Minun täytyy valitettavasti todeta, että vaikka meillä ei kovin raskas esityslista ole tälle iltapäivälle, meidän täytyy pyrkiä pitäytymään rajoissa. SND-ryhmän puolesta edustaja Mammikin puolesta minuuttia olkaa. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. 5-8 tuhatta harvinaista sairautta koskee lähes 30 miljoonaa eurooppalaista. Tietokannat, kliininen tutkimus harvinaisten sairauksien alalla. Tämä on kaikki hyvin pirstaloitunutta. Tämä ongelma voidaan ratkaista ainoastaan EU-tasolla. EUn strateginen tavoite harvinaisten sairauksien osalta on parantaa diagnooseja, hoitoa ja lääkkeitä. Erityisiin toimiin pitäisi sisällyttää se, että huolehditaan siitä, että harvinaiset sairaudet – koodataan kunnolla ja löydetään kaikista terveystietojärjestelmistä. Lisäksi on tuettava EUn jäsenvaltioissa toimia harvinaisten sairauksien osalta. Niiden tunnustettavuus on lisättä, on saatava korkeammalle tasolle ja linkitettävä näitä osaamiskeskuksia ammattilaisia keskenään, jotta voidaan vaihtaa tietoa ja löytää vaihtoehtoisia hoitomuotoja. EU pitää edelleen tutkia tukea tutkimusta harvinaisiin sairauksiin Horisontti 2020 ohjelman kautta ja EUn puiteohjelmissa, jotka koskevat tutkimusta ja kehitystä, samoin kuin tämän harvinaisten sairauksien rekisteröintialuston kautta, johon komission jäsen viittasi. Hyvät kollegat, harvinaiset sairaudet ovat sellainen ala, että EU voi luoda synergiaa, saada edistystä aikaan tutkimuksen ja kehityksen osalta. Toivon, että voimme tehdä tätä yhteistyötä. Kiitos. Thank you, Mamikins. Uh, the next to speak. Paljon kiitoksia edustaja Mamikins. Seuraavaksi Alden puolesta edustaja Jakovic. Hyvä. gospodine Gospodine... Paljon kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tilastotiedon mukaan lähestulkoon 10 prosenttia Euroopan kansalaisista kärsii erilaisista harvinaisista sairauksista ja 5 000 näistä vakavasti. Mutta olisin tämän ehkä uudelleen. Harvinainen sairaus on sairaus, joka ei koske yli yhtä kahdesta tuhannesta, mutta tämä on vain tilastotieteellinen asia, mikä todellisuudessa on merkittävä, kuten edustaja Vesneen sanoi, on se, mikä koskettaa väestöä. Tästä meidän täytyy puhua. Tämä ehdotus täytyy ottaa huomioon. Te puhuitte äh, e-health-hankkeesta, e health hankkeesta lääkehankkeesta. Meillä pitäisi olla tämän lisäksi myöskin äh, paikallisia tai kansallisia keskuksia ja myöskin eurooppalainen tietokanta, jossa joku Zagrebista, Riasta tai Tallinnasta voisi löytää aikaisessa vaiheessa tarvittavat tiedot. Tämä on hyvin tärkeää. ehdotus, josta me keskustelemme tänään, on varmastikin sellainen, joka auttaa torjumaan harvinaisia sairauksia. Voisin tehdä ehdotuksen tässä yhteydessä, ehdotuksen, jota ei vielä ole tehty. Euroopan unioni voi ja Euroopan komission pitäisi johtaa maailmanlaajuista koalitiota harvinaisia sairauksia vastaan. Meidän pitäisi ottaa mukaan myöskin Yhdysvallat ja muut varakkaat maat. Me olemme keskustelleet Euroopan unionin ja Japanin kumppanuudesta tänään. Meidän pistää Japanin mukaan työhön torjumaan harvinaisia sairauksia. Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia me tulemme olemaan taistellessamme näitä sairauksia vastaan. Lähestulkoon 10 prosenttia eurooppalaisista kärsii harvinaista sairaudesta, kuten sanoin, ja globaalisti ihmisiä vielä enemmän. Meidän pitäisi ottaa globaalisti sellainen rooli, että Euroopan unioni johtaa taistelua näitä sairauksia vastaan kaikkialla. Edustaja Lopis Vermeer, Kiitos puhemies. Yli on 6 mm, tuhatta valtakunnassa sairaasta koskettaa 30 miljoonaa eurooppalaista, ne ovat kroonisia ja vaarantavat elämän. Kuten Eurodis sanoi, nämä harvinaiset sairaudet ovat esiintyvät harvinaisia, mutta potilaita on paljon. Samoin myöskin paljon ongelmia, joilla nämä potilaat kohtaavat. Puuttuu mahdollisuuksia saada diagnooseja, asianmukaista tietoa, myöskin sosiaalisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat koulutukseen, työhön ja niiden niin eriarvoisuutta, myös siinä, miten saadaan hoitoa ja lääkkeiden korkeat kustannukset. Luettelo ongelmista on hyvin pitkä, mutta ratkaisut ovat siinä – että pitäisi antaa riittävästi varoja, jotta voisin toteuttaa julkista terveyspolitiikkaa. Et julkinen terveydenhuolto on tässä välttämätöntä, koska se on ainoa varmuus sille, että kaikki potilaat voisivat saada diagnooseja ja saada sellaisen terapian eh, olosuhteista riippumatta, eikä se riippuisi silloin siitä, mikä on yksittäisen henkilön tai perheen oma varallisuus, koska tämä luo eriarvoisuutta tämän lisäksi vielä. On välttämätöntä, että käytetään liittyvästi varoja myöskin tutkimukseen, ja tämä täytyy olla julkista tutkimusta. Emme saa jättää tutkimusta pelkästään yksityisen käsiin ajatellen sitä, minkälaisia kustannuksia syntyy näiden ongelmien ratkaisemisesta. Ja on myöskin katsottava kustannuksia liittyy siitä, että on perheen sisällä tapahtuvaa hoitoa ja myöskin sosiaalista riippuvuutta. Ja on tärkeää myöskin katsoa, miten voidaan edistää tällaista politiikkaa, joka on luonteeltaan julkista, joka on välttämätöntä, jotta potilaat eivät joutuisi kärsimään. Sen lisäksi, he joutuvat kärsimään eristyneisyydestä, haavoittuvuudesta, eriarvoisuudesta ja siitä, että ollaan piittaamattomia heidän suhteensa. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Miranda Vihreistä. Olkaa hyvä. Presidente, señor komisario. As raras... Kiitos puhemies komission jäsen Nämä sairaan vanhemmat koskettavat minua. Ne, Nämä harvinaiset sairaudet ovat, ovatko ne harvinaisia vai ei sitä tiedä sitä, mutta henkilöt, jotka sairastavat harvinaisia sairauksia, heitä on kovin monta Euroopassa. Tulee lukuisia perheitä, jotka joutuvat kantamaan suuria kustannuksia, joutuvat käymään kampanjoita tiedotusvälineissä, jotta ylipäätään voisivat kustantaa nämä hoidot eh, perheenä sillä he kokevat, että heidät jätetään yksin. Nämä sairaudet koskettavat kenties vain muutama potilasta, mutta kokonaisuudessaan saattaa olla kysymys 2000 ihmisestä. 10 prosenttia Euroopan väestöstä on se, jota tätä, osuus, joka tämä koskettaa. Komissio sanoi, että nämä henkilöt ovat eristäytyneitä ja että he tarvitsevat suojelua. Ja komission sen sanoi myös, että on tärkeää, että rekisteröidään tällaiset sairaudet, kodifioidaan ne ja että tutkitaan niitä ja että sitten myöskin luodaan erityisiä keskuksia ja eurooppalaisia verkostoja näiden sairauksien osalta. Meillä on myös tärkeää se, että käytetään enemmän varoja tähän, että paremmin harjoitetaan yhteistyötä rajat ylittävästi maasta toiseen ja että voidaan myös saada myöskin hyviä terapioita. On saatava myöskin lääkkeitä ja niin, että niin kuin sanottu, kaikkia voidaan hoidella yht, yhtä hyvin ja että kukaan ei koe, että tehdään yksin. Mr. Ellison, ENF, e kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin ensin sanoa, että kollega Meissnerin työtä arvostan ja ymmärrän hänen kantansa. Voimme olla pitkälti samaa mieltä Tietenkin kymmenet miljoonat, jotka kärsivät harvinaisista sairauksista, taudeista Euroopassa ansaitsevat hyvää hoitoa, oikea-aikaisen diagnoosin ja totta kai kaikilla pitää olla kohtuuhintaisiin lääkkeisiin mahdollisuus. Kukaan ei voi vastustaa tällaista, enkä minäkään. Mutta kuitenkin valintoja on tehtävä. Ja nämä valinnat kuuluvat kyllä jäsenvaltioihin. Alankomaalaiset voivat itse päättää, miten Alankomaissa – hoidetaan nämä kysymykset. Se, miten sairaskassat maksavat tietystä lääkkeistä, on asia, joka voidaan hoitaa omassa jäsenvaltiossa. Samoin se, miten hoidetaan vanhuksia. Nämä ovat kansallista toimivaltaa, olkoon näin myös tulevaisuudessa. 28 jäsenvaltiota, 28 erilaista sosiaaliturvajärjestelmää on huono ajatus lähteä luomaan yhtä järjestelmää, joka olisi silloin yksi eurooppalainen terveydenhoitojärjestelmä. Tämä on sellainen ajatus, joka kiinnostaa niitä parlamentissa, jotka haluavat vain lisää Eurooppaa, mutta Euroopassa on eri jäsenvaltioita, eri kansoja. Jokaisella kansalla, jokaisella valtiolla on omat tunnuspiirteensä, omat periaatteensa, perinteensä – eikä voida ajatella, että yksi järjestelmä sopii kaikille. Kyllä, hoidon pitää olla mittatilaustyötä, joka voidaan jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi. Puhemies, on toki hyvä ajatus tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Ei ainoastaan Brysselistä ja Strasbourgista, vaan jäsenvaltioiden kesken. Totta kai voimme kannustaa yhteistyöhön akateemisten sairaaloiden ja järjestöjen kesken. Kiitos puhemies. No Meillä ei ole pyyntöjä puheenvuoroksi ilman puhujalistaa, joten pyytäisin, että komission jäsen käyttää nyt puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Sallikaa minun reagoida viimeisen puhujan puheenvuoroon. Voin sanoa teille, että jos Alankomaissa on kymmenen ihmisiä, jotka sairastaa harvinaista sairautta, ei ole professoreita tai kliinisen, kliinisiä asiantuntijoita tai ylipäätään asiantuntemusta ja mahdollisuutta hoitaa näitä henkilöitä. Olen käyttänyt yli 20 vuotta äh, tämän hoidon parissa. Tämä täytyy pyytää, kysyä eu että missä on keskus, jossa on tietoa, asiantuntemusta ja josta voidaan tehdä diagnooseja ja missä on mahdollisuutta antaa apua tällaisessa hoidossa. Se merkitsee sitä, että yhteistyö on avaintekijä. Ja tietysti toinen mahdollisuus, toinen mahdollisuus, siis on se, se mitä edustaja Jakovcic otti esille on hyvä ajatus, on menossa juuri tähän suuntaan. Tämä eurooppalainen osaamisverkosto on kuin selkäranka. Se voi tukea eri, sen kautta voidaan tukea eri yliopistoja, eri laitoksia, tutkijoita – eri, erilaisten terapioiden kehittäjiä, ennen kaikkea hyvin pitkälle meneitä, täs, meneviä täsmällisiä terapioita. Ja tietysti me pyrimme nyt rohkaisemaan jäsenvaltioita kirjoittamaan sopimuksen koskee miljoonaa perimää, koska nämä harvinaiset taudit ovat perinnöllisiä tauteja. Ja tietysti täytyy katsoa, että EU-tasolla voidaan yhdistää eri toimijoita ja tätä kautta tulla maailmanlaajuisesti johtavaksi tekijäksi siinä, miten kehitetään uutta terapiaa, uusia välineitä, uusia diagnostisia testejä ja että maailmanlaajuisesti voidaan kehittää ihmisiä pysymään hengissä. Ja tietysti yhteistyö tässä eri toimijoiden välillä on tervetullutta ja sitähän me teemmekin. Se, että on paljon tietoa, edellyttää sitä, että on myös isoja toimijoita. Kansalliset eh, rekisterit eh, eivät pysty välttämättä vastaamaan tähän. Ja täytyy tärkeää luoda verkostoja, jotka, jos yhdistetään lukuisia eri toimijoita niin, että luodaan to- aloitteita, jotka koskevat erilaisia harvinaisen nauraksen tapauksia. Tämä on loistavaa. Totta kai tämä merkitsee myös sitä, että pitää olla yhteisiä hankintamenettelyjä. Meillä on olemassa tämä mahdollisuus jo nyt. Nyt pitäisi rohkaista jäsenvaltiota harjoittamaan yhteistyötä, etenkin kun tiedämme, että hoito on kallista ja että uudet lääkkeet ovat hinnaltaan kalliita ja vain voidaan toimia silloin, kun toimitaan oikein taloudellisesti niin, että voidaan taata lääkkeet ja silloin, että ei syrjä ketään potilasta, olipa potilas Alankomaissa, Liettuassa tai Kyproksella, että kaikki voivat saada hoitoa ja hoidon saaminen on yleismaailman ihmisoikeus ja on tärkeää, että päästään tähän ja silloin todellakaan ei saa olla merkitys sillä, onko potilas Suomessa vai Maltalla. Meidän pitää ajatella näitä asioita. On selvää, että yksikään maa ei hallitse tietoa eikä milläkään maalla ole kapasiteettia yksin selvitä näistä taudeista. Jos me toimimme yksittäin, Silloin potilaat kärsivät siitä, että ei synny diagnooseja tai tulee myöhäisiä tai myöhäiseltä riittämätöntä hoitoa, mutta voimme jakaa asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä. Voimme koordinoida tutkimusta, voimme koota tietoa yhteen, toimia tehokkaammin, päättäväisemmin ja potilaat kautta Euroopan voivat hyötyä tästä, joten arvioiset sairaudet ovat erinäin hyvä esimerkki yhteistyön voimasta. Tämä on Totta on tärkeää, että saadaan rekisteröitä eh, ja kodifiointia ja saadaan tämä Euroopan osaamisverkosto, mutta pitää varmistaa myös se, että potilasryhmät ja kansalaisjärjestöt maksimoivat EUn terveyspolitiikan alustan to- toiminnan, koska on lukuisia haasteita, joita potilaat kärsivät, kohtaavat tässä tilanteessa. Yksi minun prioriteettini on päästä tässä eteenpäin ja haluan, että jäsenvaltiot tarvittavat yhteistyötä nyt, kun meillä on eri jäseniä, jotka, jotka ovat päättäneet miksi Valettaryhmän yhteistyössä, joka käsittelee hoidon saatavuutta Benelux, Anlankomaat, Belgia, Luxemburg ja Itävalta harjoittavat yhteistyötä. Me olemme menossa nyt tähän suuntaan. Seuraavaksi pitäisi olla tuloksia, jotka liittyvät sitten EUn harvinaislääkelainsäädäntöön. Tämä on asia, joka auttaa meitä sen varmistamisessa, että potilaat voivat saada innovatiivisia lääke, tärkeitä silloin, kun niitä tarvitaan. Lopuksi haluan varmistaa teille, että komissio jatkaa tuen antamista potilaille, jotka kärsivät harvinaista sairauksista. Komission äh, sitoutuneisuus heijastuu nimenomaan esimerkiksi Euroopan sosiaalisen rahasto plussan ja Euroopan horisontti ohjelman äh, eri osuuksista ja pyytäisin, että parlamentti nyt tukisi komission ehdotuksia kun käsitellään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Uh, Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen vastauksestanne. Keskustelu on päättynyt ja siirrymme seuraavani viimeiseen asiaan tämän päivän esityslistalla. Kyseessä on suullinen kysymys komissiolle afrikkalaisen sikaruton leviämisestä. Aivan ensimmäisenä kysymyksen laatia. Edustaja Sikierski, viisi minuuttia, olkaa hyvä. panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitos paljon puhemies. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Maatalousvaliokunta Euroopan parlamentissa on hyvin huolestunut afrikkalaisesta sikarutosta. Tämä liittyy siihen, miten sikalihan, sianlihan markkinat toimivat, minkälainen tulo lähde tämä on viljelijöille ja niin edelleen. Tästä kysymyksestä on puhuttu paljon Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa. Monet valiokunnan jäsenet tulevat maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, ja he halusivat järjestää konferenssia, tapaamisia niiden ihan tuottajien kanssa, joita tämä koskee. Ja nyt on päätetty työstää myös tätä suullista kysymystä teille komission jäsen tämä asia haluttiin saada parlamentin täysistunnon esityslistalle. Pidemmittä puhetta haluaisin esittää seuraavat kysymykset, kun tämä on tarttuva yleensä kuolemaan johtava tauti, joka uhkaa sikoja ja villisikoja. Ja tämä aiheuttaa paljon taloudellisia menetyksiä koko sianliha-alalle. Ja Esimerkiksi tilanne saattaa johtaa tuontikieltoihin sikojen sianlihan ja sianlihatuotteiden osalta. Valitettavasti villisijat kantavat ja levittävät tätä virusta, joka voi sitten levitä myös sikatiloille. Voi käydä myös niin, että ihmiset taattomasti levittävät virusta sellaisilla alueilla, joilla sitä ei ole aikaisemmin esiintynyt. Ennaltaehkäiseminen, hillitseminen ja koko sikaruton pois kitkeminen vaatii todella kattavaa lähestymistapaa. Sitä, että kaikki osallistuvat, myös kansalaiset, ammattialajärjestöt ja metsästysyhdistykset. Lisäksi on huolehdittava siitä, että bioturvallisuustietoja levitetään tiloille, koska tilat ovat juuri etulinjassa tässä taistelussa ja tilojen on toimittava – nopeasti, jotta virus ei pääse leviämään. Mitä sitten tulee ehkäisy- ja hillitsemistoimiin? Komission mukaan niitä pitää toteuttaa, jos epäillään sikaruttua esiintyvän tai jos esiintyminen on vahvistettu. Miten komissio sitten koordinoi työtä kaikki? kaikkien eläinterveydestä vastuussa olevien tullitahon ja eläinkuljetuksista huolehtivien kesken ja minkälaista tukea komissio voi antaa sikatiloillisille, jotta voidaan parantaa ehkäisyä ja hillitsemistoimia. Se, mikä meillä on nyt voimassa, ei selvästikään riitä. Tätä mieltä ovat alan tuottajat. Mitä te siis ehdotatte komission jäsen, kun ajatellaan myös näitä kohtuuttomia sikojen sian lihan ja lihatuotteiden vientikieltoja. Jotkut näistä vientikieloista ovat todella suhteettomia. Tämä on hyvin konkreettinen riski Euroopan unionille, meidän jäsenvaltioillemme. Jotta minä siis pohdin sitä, miten pitkälti Euroopan unioni, jäsenvaltiot ja toimielimet voivat toimia. Ajattelen alueellis-, paikallistasoa, kansallistasoa ja Euroopan unionin tasoa, että voidaan auttaa niitä, jotka kärsivät afrikkalaisen sikaruton vaikutuksista. Miten voimme auttaa? auttaa sikatilallisia ja esimerkiksi jalostusteollisuutta, jotta voidaan paremmin hillitä tällaista riskiä, joka saattaa esiintyä myös tulevaisuudessa, joka voi vaikuttaa hyvin vakavasti kaikkiin meihin Euroopan unionissa. On ratkaisevan tärkeää, että kaikki ovat valmistautuneita tähän tilanteeseen. Kyse on terveysuhasta, joka kohdistuu meihin kaikkiin. Ja siksi mielestäni meidän pitäisi kyllä tarkastella uudestaan tätä tilannetta, ehkä analysoida vähän yksityiskohtaisemmin, toteuttaa lisää tutkimuksia. Joka tapauksessa jotain on tehtävä ja nopeasti. Paljon kiitoksia edustaja Sikerski, seuraavaksi komission jäsen. Olkaa hyvä. Hyvä ähm, puhemies. Ähm, afrikkalaisen sikaruton äh, leviämisen estäminen ja sen pois juuriminen on prioriteetti Euroopan unionille. Afrikkalainen sikarutto on vakava uhka koko äm, sianlihasektorille Euroopan unionissa. Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti yksi kaikkein suurimpia sianlihan viejiä. Komissio seuraa tilannetta nopeasti läheisesti siitä lähtien, kun tauti ensimmäisen kerran tunnistettiin Euroopan unionissa. Komissio on ryhtynyt toimiin rajojallemme, jotta voisimme torjua sairautta. Voisin nyt puuttua jokaisen näistä kysymyksistä. Aivan aluksi te kysyitte, kuinka komissio tulee varmistamaan sen, että kaikki toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteet on aukottomasti koordinoitu. Haluaisin sanoa, että komissio on aina Euroopan unionin toimia koordinoinut aivan siitä lähtien, kun afrikkalainen sikarutto ensimmäisen kerran Eurooppaan saapui. Ajan myötä jäsenmaiden tulisi rajat ylittävä, sektorit ylittävä yhteistyötä vahvistaa Tämä auttaisi afrikkalaisen sikaruton torjumisessa. Jäsenmaat tekevät läheistä yhteistyötä komission kanssa ja arvioimme uudelleen eurooppalaista strategiaa afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Tämä strategia kattaa kaikki ulottuvuudet eläinten terveydestä, bioturvallisuuteen ja villisikojen hallintaan kuten myöskin tiedon välityskampanjoihin. Äh, komissio järjestää säännöllisesti puolen vuoden välin äh, ministeritason kokouksia, myöskin äh, eläinlääketieteen edustajien, metsästäjien ja muiden tahojen kanssa kokouksia. Me Olemme järjestäneet neljän vuoden ajan säännöllisiä kokouksia. Seuraava tällainen kokous tullaan järjestämään ensi viikolla Brysselissä, missä jokainen Euroopan unionin ähm, maatalousministeri on läsnä. Heidät on kutsuttu keskustelemaan nimenomaan tästä kysymyksestä äh, villisikakantojen hallinnasta, bioturvallisuudesta metsissämme ja bioturvallisuudesta karjankasvatuksessa. Tarkoituksena on myöskin ymmärtää mikä on tilanne ähm, villi sikakannan suhteen. Minä olen myöskin äh, viime vuonna vierailut kaikissa maissa, joita asia koskee. Olen vierailut äh, ähm, keskustelemassa äh, asiasta yhdessä. Ja komissio pyrkii myöskin tehokkaasti valvomaan Euroopan unionin ulkorajoja, jotta voisimme rajoittaa riskiä ihmisten aiheuttamassa taudin leviämisestä. Meillä on kannustumia tullivalvonnassa ympäri Euroopan unionin. Olemme myöskin liikenneministereihin olleet yhteyksissä ja minä olen yhdessä kollega Bulcin kanssa kirjoittanut, kirjoittanut heille kirjeen. olemme järjestäneet toimia alueilla, jota asia koskee, kuten myöskin Euroopan unionin teillä. Tämä koskee siellä sikaperäisten tuotteiden kuljetusta teillämme, ja näin tulisi toimia kaikkialla. Näiden ehkäisevien toimien lisäksi meillä on ollut monia kaikkien tasojen kokouksia jäsenmaiden kanssa, mukaan lukien kaikkein korkein toimienpanotaso. Komissio on sitoutunut Ähm, tarkastusten ja tiedonkeruutehtävien järjestämiseen, jotta me voisimme vahvistaa Euroopan unionin toimia. Olemme järjestäneet vuotuisia ministerikokouksia. Vuodesta 2015 lähtien afrikkalaisen sikaruttoon liittyen seuraava ministerikonferenssi tullaan järjestämään Brysselissä 19. päivä joulukuuta. Haluaisin vakuuttaa, että komissio yhä tulee tukemaan koordinoituja toimia ja hyvin korkean tason äh, reagointia, jotta me voisimme toimia afrikkalaisen sikaruutunan leviämisen ehkäisemiseksi jäsenmaissa. Toinen kysymyksenne, mitä toimia komissio aikoo toteuttaa torjunnan ja hävittämisen parantamiseksi? mukaan lukien tuen antaminen taudista kärsimään joutuneille tiloille. Tässä yhteydessä voisi mainita lainsäädännölliset, tekniset ja taloudelliset välineet, Euroopan unionilla on tilanteeseen puuttumiseen. Yhteisrahoitus on jotakin, minkä jäsenmaat järjestävät, ja tämä on välttämätöntä, jotta voisimme torjua ja hävittää taudin. Me voimme myöskin yhteisrahoittaa toimia niissä jäsenmaissa, joita, joissa tautia ei vielä ole esiintynyt, jotta voisimme puuttuoleviusriskien matkustuksen tai muun syyn vuoksi. Me olemme antaneet 19 miljoonaa vuodesta 2014-2018 äh, afrikan sisikaruton turvimiseksi. Ja voisin tässä yhteydessä myöskin äh, mainita hiljattaiset toimimme. Komissio tulee yhä kontrolloimaan Euroopan unionin tasolla taudin äh, leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi toimia. Meillä on tällä hetkellä Ähm, säännöllisiä ministerikokouksia ja tämän lisäksi olemme hyväksyneet äh, nimenomaista afrikkalaista sikaruttoa koskevaa lainsäädäntöä, jossa on mukana toimia Euroopan unionin sisällä. Meillä on myöskin äh, taudin osalta erilaisia tiedonkeruu- äh, ja tarkastustoimia ja asiantuntijoita maissa, joita tauti koskettaa. Meillä on myöskin kansainvälistä yhteistyötä, mukaan lukien aktiivinen työ maailmanlaajuisen puitteiston luomiseksi ja eläinterveyden tukemiseksi. Ja meillä on koordinointia, eh, jotta voisimme tukea tieteellistä tutkimusta koskien eh, afrikkalaista sikaruttua. Olemme antaneet eh, myöskin noin 25 miljoonaa euroa tutkimukseen esimerkiksi rokotteen kehittämiseksi. Me toimimme myöskin naapurialueiden ja maiden kanssa, kuten Ukrainan ja Moldovan. Me koordinoimme työtä nyt raja-alueella. Teidän kolmas kysymyksenä koskee sitä, mitä komissio tekee torjuakseen tiettyjen kolmansien maiden tuotteita, sienliha- ja tuotteita. Komissio on toiminut proaktiivisesti ja vaatinut, että kumppanimme antavat täysin avoimisesti tiedot tilanteesta ja niistä toimista, joihin ne ovat ryhtyneet kansainvälisten standien mukaisesti. Viimeisin eh, tämän asian tiimoilta järjestetty kokouksen oli Kiinassa. Nämä toimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja toimiviksi Euroopan unionin turvaamiseksi me olemme luoneet tuontikieltoja taudin koskettamille alueille. Tämä koskettaa sielihan ja sikojen kuljetusta. Tämä on kansainvälisten standardien linjoilla niiden, joita maailman eläinterveysjärjestö tukee. Me pyrimme välttämään turhia kaupaneissa. Niin tämä on tärkeä prioriteetti. Kaikki komission yksiköt tekevät läheistä yhteistyötä asiassa. Ja haluaisin mainita tässä VTO-tapauksen, jossa menestyksellä me Venäjän kieltoon puutumme. Hyvä puhemies, haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unioni että komissio on yhä sitoutunut työhön ja pyrimme parantamaan koordinaatiota eri sidosryhmien ja jäsenmaiden välillä. Tämä tulee vahvistamaan Euroopan unionin toimia ja auttamaan taudin leviämisen torjumisessa ja taudin hävittämisessä. Paljon kiitoksia seuraavaksi EPP-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia edustaja Buda, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi. În primul rând... Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiitellä siitä, että tämä keskustelu on mahdollista käydä tänään. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota, erityisesti komission ja sen Phil Hogania siitä tuesta, jota on annettu niille, jotka ovat kärsineet afrikkalaisen sikaruton vaikutuksesta. Romanialaiset viljelijät ovat kärsineet kovasti. Olemme saaneet kuitenkin tukea, mutta se ei ole riittävää ennaltaehkäisyn mekanismit eivät ole riittävät. Niitä on vahvistettava, monimuotoistettava, jotta voidaan toimia tehokkaammin. Haluaisin todella painottaa sitä, että Euroopan komissio ei saisi tyytyä siihen, että vain tuetaan jäsenvaltioita. Komission on tehostettava toimiaan, päästävä kunnolla liikkeelle ja huolehtia siitä, että kaikki kunnioittavat minimistandardia. Tämä on hyvin aggressiivinen virus, joka säilyy pakastetussa lihassa tai maaperässä vuosikausua. ja sitä voivat levittää esimerkiksi muuttolinnut. Joten on hyvin tärkeää, että huolehditaan siitä, että villisikoja on vain sopiva määrä. Valitettavasti metsästäjät eivät voi vähentää riittävästi villisikojen määrää. Euroopan komission on kuitenkin ymmärrettävä, että tämän viruksen vastaisessa taistelussa ruhojen polttaminen on nopein tehokkain tapa. Siksi tarvitaan infrastruktuuria, tällaisia liikkuvia keskuksia, jotka voivat polttaa ruhoja silloin, kun niitä silloin kun tarve vaatii. Pyytäisin siis, että komissio antaisi riittävästi varoja, että voitaisiin lisätä myös tutkimusta – jotta saataisiin kehiteltyä sellainen rokote, jolla voidaan suojautua tältä virukselta. Kiitos. For, for six minutes. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Asenteryhmän ryhmän puolesta kuusi minuuttia. Agile, Agile Rakaisia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Haluan kiittää tästä keskustelusta, jolla pyritään analysoimaan afrikkalaisen sikaruton tilannetta. Se on todellakin aihe, joka on hyvin tärkeä keskustelu käydään sellaisena aikana kuin käydään sitten, niin eh, me selitään hyvin sitä, tai selitetään riittämättömällä tavalla sääntöä tekemässä. Sanon tämän siksi, että maatalousvaliokunnassa meillä on ollut eh, pääosaston edustajia, jotka ovat saaneet aikaan enemmän epävarmuutta kuin tie, lisänneet tietoa Ymmärsin hyvin teidän puheenvuoron ja kaikki se, mitä te teette, teette kaiken mikä on mahdollista, mutta ja ajattelen sitä, mitä tällä sektorilla tapahtuu, luo paljon kuitenkin epävarmuutta. Joskus on puhuttu siitä, että tämä leviäminen tapahtuu villisekojen kautta, mitä on hyvin vaikka valvoa. Ei, ei saa sanoa, että jotakin tehdään jotakin, millä ei voitaisiin varmistaa varmuutta. Minä olen espanjalainen, minä olen Andalusiasta ja me olemme kärsineet tästä afrikkalaisesta sikarutosta jo 40 vuotta. Me olemme saaneet sen hävitettyä, se maksaa rahaa ja se vaatii paljon työtä. Ja se, mikä tällä hetkellä on välttämätöntä, ja tähän tämä keskustelu todellakin sopii, on se, että saadaan todellinen eurooppalainen strategia, joka on integroitu. Se menee pitemmälle kuin teidän toimivaltanne, koska siihen kuuluu myöskin liikenne ja muita elementtejä, jotka vaikuttavat tähän asiaan. Tarvitaan eurooppalainen strategia, joka ei koske pelkästään eh, eläinten terveyttä, vaan sen täytyy olla huomattavasti laajempi. Minä haluaisin puhua siitä, että on kaksi aihetta vaihtoehtoisvaiheen puhuttamista silloin, kun tämä tauti eh, leviää, kuten miksi eh, Baltian tuli Venäjältä ja sieltä se oli sitten levinnyt Puolaan. Puolassa tilanne on hallittu ja kolman neljäsosa alueesta pysyy vapaana tästä sairaudesta. Ja Baltian maissa tilanne kuitenkaan näyttää olevan aivan yhtä tilan yhden hallitulta. Ja sitten, sitten tilanne Romaniassa toiseksi. Herra Buda puhui juuri siitä, että heitä huolestuttaa valitseva tilanne. On saatu aikaan hyvin tärkeitä toimia Romaniassa ja minun mielestäni uskon, että ajattelen tuotantojärjestelmää – joka on kenties hyvin vanhanaikainen ja ajatellaan järjestelmää, joka on eläinterveysjärjestelmä, joka minun mielestäni on puuttuva, puutteellinen, merkitsee sitä, että meidän pitäisi auttaa Romaniaa, sillä jos me emme auta Romaniaa, me tulemme saamaan tämän ongelman kaikkialle. Tällainen ongelma liittyy siihen, että on ongelmia tuotannossa ja eläinlääketieteessä, eläinlääketieteessä, on asia, joka vedettäisiin tarvitaan apua ja Tämä merkitsee sitä, että tämä pitäisi käyttää eh, yhteisen maatalouspolitiikan toista pilaria, mutta myös tarvitaan muuta, jotta saadaan asianmukaiset ratkaisut aikaan. Sitten melkein kolmanneksi tilanne Belgiassa, Tsekin tasavallassa ja, ja Unkarissa, jossa on yksittäisiä pisteitä. Minusta huolestuneisuus on hyvin tärkeää ajatellen sitä, eh, miten tilanne on edennyt Romaniassa, on asioita pitäisi todellakin pohtia tarkkaan. Pitäisi antaa erityisvaroja tähän tilanteeseen, koska ongelma on yleinen ja tarvitaan tullakin tällainen integroitu strategia. Sanoin, että ei voida sanoa sitä, että taudin kitkeminen on hyvin vaikeaa. Totta kai se on vaikea kysymys, on viruksesta ja tämä on hyvin mutkikasta. Me Espanjasta tiedämme tämä erittäin hyvin, mutta se on mahdollista. Ja Puolassakin ollaan saamassa hyvää tuloksia aikaan tämän ongelman osalta, joten tästä syystä me tarvitsemme tällaista strategiaa, koska tuottajat Euroopassa ovat edenneet huomattavasti. Sianlihan sektorilla he ovat hyvin kilpailukykyisiä. Ja tämä sikarutto merkitsee sitä, että jälleen kerran vaikeutuvat vienti mahdolliset eri maissa, joten me tämä Espanjassa tämä huolestuttaa, koska se saattaa vaikuttaa tähän sektorin kokonaisuudessaan. Miten sitten tapahtuu tuottajille Baltian maissa tai Puolassa. Toivon, että heitä autetaan, koska tämä on tilanne, jonka on asia, johon vaikuttaa tuotteen pelkästään tuotteen toiminta. Kaikki muukin liikenne, matkailijat, kaikki ne liittyvät myöskin tähän tilanteeseen. Ja meidän pitäisi selviytyä tästä ja ymmärrämme, että millä rahoilla sitten voitaisiin toimia, millä rahoilla me voisimme selvitä tästä tilanteesta. Puhumme puhun muusta kuin yhteistä maatalouspolitiikasta, kun siellä ei ole riittävästi rahoja maaseudun kehittämiselle, joita voitaisiin esimerkiksi Romaniassa käyttää tähän. Tarvitaan lisäapua. Mitä varoja, jos meillä on tällainen lääketieteen, äh, eläintäketieteen äh, varasto, joka ei kasva, tai sitten äh, myöskin nyt monivuotisessa rahoituskysymyksessä pyritään vähentämään rahoitusta koskee eläinten hyvinvointia ja terveyttä, ja silloin meidän pitää katsoa, mitä voidaan tehdä. Me tarvitsemme todellakin lisää varoja tähän, eikä sitä, että jäljitä varat tai vähennetään niitä, niin kuin on tapahtunut verrattuna aiempaan äh, rahoituskehykseen. Ja komission täytyisi myöskin voimakkaasti puolustautua sitä meidän tällaista alueellista järjestelmäämme suhteessa Aasiaan ja muihin päin, koska meillä on tällä hetkellä suurta vientiä ja me, nämä eivät saa romahtaa. Meidän täytyy etsiä varoja, pitää auttaa tässä tilanteessa ja se on kaikkein vakavin Romaniassa. Meidän pitää saada aikaan myöskin selkeyttä tilanteeseen ja toteuttaa strategia, joka on integroiva. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Äh, edustaja Gosiewska, ECR, olkaa hyvä. Polska rzeczywiście bardzo Kiitos paljon. Komission jäsen. Kyllä. Puola seuraa hyvin tarkkaan kaikkia sääntöjä, mutta – Valitettavasti afrikkalaista sikaruttoa tulee meille itäisistä naapureista. Meillä on ongelmia viennin kanssa, hintojen kanssa ja juuri joulun alla monet sianlihan tuottajat ovat todella mahdottomassa tilanteessa. Virus siirtyy kauemmaksi länteen jossa maataloustuotantoa on hyvin paljon ja tästä syntyy valtavia ongelmia. Komission jäsen, me haluamme investoida sen lihasektoriin, emmekä vähentää tuotantoa. Ja te haluatte, että me vähennämme pienten sikatilojen määrää. Meidän pitää taistella tätä sikaruttoa vastaan ja minkälaista taloudellista tukea ehdotatte erityisesti juuri nyt, kun hinnat ovat laskeneet niin paljon? Meidän pitää antaa tuotteille tukea. Edustaja Raidos, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kroatiassa meillä on ongelmia villisikojen kanssa. Sikaruton lisäksi nämä villisijat aiheuttavat tuhoja tiloilla ja ne ovat äh, siirtyneet äh, myöskin saarille. Ja näillä rajatulla alueella aiheuttavat vielä enemmän tuhoja. Se tulee afrikkalaisen sikaruton leviämiseen. Tämä on luonut äh, suotuiset olosuhteet sille, Minä tuen kaikkia toimia, joita kollega, jotka kollegat mainitsevat, joita komission jäsen mainitsi, kun tulee kyseeseen Karin kanssa teille tarjottava taloudellinen tuki. Ja haluaisin tuoda myöskin esiin kysymyksen tiettyjen kolmansien maiden käyttöön ottamista tuontikielloista. Ähm, Unkari, Tsekin, tasavalta ovat äh, maita, joissa afrikkalaista sikarottua todistetusti esiintyy ja äh, tämä tauti voi levitä myöskin naapurimaihin. Meidän täytyy siis myös äh, kouluttaa niitä, jotka tulevat kosketuksiin villisikojen kanssa, erityisesti metsästäjiä, ja meidän täytyy myöskin tiedottaa niille ihmisille, jotka tulevat toisella tavoin villisikojen kanssa tekemisiin, tuoda esiin hygienia ja terveysneuvoja, jotka liittyvät villisikoihin. Tämä on vakava kysymys. Meidän pitäisi saada poistettua tämä tauti niistä maista, joihin se on levinnyt. Minä haluaisin agrivaliokuntaa ja edustaja Sikiäskeä kiittää tässä yhteydessä. Miranda. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia edustaja Miranda, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, African... Kiitos puhemies. Afrikkalainen sikarutto on vakava uhka sianlisa lihan tuottajille. Tällä sektorilla on tapahtunut paljon vientikieltoa, joka on kohdistunut sikoihin, sianlihan ja sihan, lihatuotteisiin. Meidän ryhmässämme olemme kovin huolestuneita komission jäsen siitä, miten komissio huolehtii kunnollisesta koordinoinnista vastuussa olevien viranomaisten kesken ajatellen eläinten terveyttä, tullia ja eläinkuljetuksia. Komission jäsen mainitsitte budjetin, taloudellisen tuen niille viljelijöille, joihin ongelmat kohdistuvat Tilallisethan ovat tässä etulinjassa, mutta miten komissio voi huolehtia siitä, että sikarutto ei pääse leviämään entisestään? Meitä huolestuttaa myös se, miten komissio puuttuu näihin suhteettomiin tuontikieltoihin joissain maissa. Tämä koskee sikoja, sianlihaa ja sianlihatuotteita nykyisistä jäsenvaltioista, joissa tätä sikaruutta esiintyy. Kiitos. Äh, Paljon kiitoksia. Nyt äh, edustaja Ördys, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Herra komission sen Afrikan sisäinen sikarutto on haaste, joka koskee koko Eurooppaa, koska nyt se on noussut esille jo kymmenessä jäsenvaltiossa. Haluaisin korostaa sitä, että Unkarissa onnistui varmistaa se, että tämä tuhoava sairaus ei ole sattunut äh, porsa, kotisikoihin, kasvattuisikoihin, mikä on tiukkojen suojatoimien tulosta. On, tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää, että unionin lähteet toisaalta suojatoimia varten, toisaalta syntyneiden vahinkoiden korvaamisen ovat kaikkien saatavilla. Olen onnistuneet saamaan kollegat Deutsch, Tamas Deutsch ja Csaba Sokor yhdessä aikaan sen, että lisättyy 50 miljoonalla eurolla eh, näiden vahinkojen korvaukset ja varoja. Pidän tärkeänä sitä, että komissio tekisi kaikkeensa kolmansissa maissa, joihin viedään sianlihaa Euroopan unionista, etenkin Kiinassa, Taivanissa ja Hongkongissa, eh, jotta vakuutetaan sen maat siitä, että lieventäisivät tuontikieltoa maista, joissa on sikaruttoa. Nämä maat täytyy vakuuttaa siitä, että ne täytyy käyttää alueellisuuden periaatetta. Ne maiden täytyy ymmärtää se, että ei pidä kieltää kaikkea tuontia eh, sikaroton vuoksi, vaan vain niistä maista, joissa Niistä, niissä tapauksissa, joissa liha on peräisin sellaisista lääneistä, joissa on tätä tautia. Toivon, että komissio vastaa tähän kysymykseen. Uh, Kiitoksia kollega. Nyt kaksi minuuttia edustaja Valkarsi, Monet kiitokset, puhemies. Herra komission jäsen, afrikkalainen sikarutto on vaka, vakava uhka sianlihasektorille. Se leviää sikojen ja vilsikojen kautta ja usein aiheuttaa sian kasvatuksella vakavia ongelmia. Se koskettaa kymmentä jäsenvaltiota. On hyvin helppo vaikea saada estettyä tätä markkinoilla, jotka ovat rajoitteleviä on saat vaikka maksimaaliset val, maksimaalinen valvonta, jotta tämä virus ei pysty leviämään enemmän. Herra komission jäsen, minun maani Espanja on tärkeimpiä sianlihan tuottajamaita. Se on maa, jonka se, sektori, jonka arvo on äh, 7 miljardia euroa. Ja on, toivon, että teette kaikkenne, jotta voitte suojella tätä vientiä, jota harjoitetaan. On tärkeää, että myöskin tapahtuu keskittymistä kestymistä asiaa maailmanlaajuisesti ja voidaan torjua tämä sairaus. Tärkeää, että komissio pykyisi koordinoimaan tätä muiden veronmaisen kanssa, että voidaan sianlihan kasvattajalle antaa tarvittava tieto. Tavoitteena on, että ne, joita tämä kohtaa, voisivat saada välineitä ja varoja ja ajatellen sitten, mitä tulee näihin toivekkaisiin ilmoituksiin, joita on tullut Espanjassa, sanoisin, että jos kaikki menee hyvin, tohtor, tohtori Sanchez Vizcainonin rokote Mursian alueelta, joka on minun alueeni, tulee olemaan kenties avain, jolla voidaan pysäyttää tämän sairauden leviäminen. Toivon, että hänen tutkimuksensa saa kaiken mahdollisen tuen Euroopan komissiolta. Kiitos. Uh, uh, Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Näin uh, pääsemme siirtymään puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Edustaja Hetman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, w tej ciep- Paljon kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset herrat, me istumme täällä erittäin mukavassa lämpimässä salissamme mutta tilanne monien tuhansien tilojen, karjatilojen tilanne on paljon pahempi. Monet niistä ovat täysin kadonneet. Täällä kollega sanoi, että Puolassa asia sujuu paremmin, mutta nyt kollegat ovat osoittamassa teillä mieltään. He ovat raivoissaan afrikkalaisen sikaruton leviämisen vuoksi. Tuhannet perheet ovat menettäneet elinehtonsa. Minä ja edustaja Sikirski järjestimme Afrikkalaisen sikaruttoon liittyvän konferenssin hiljattain ja karjan kasvattajat kertoivat, että kyseessä on taistelu, jonka he häviävät. Kyseessä ei kuitenkaan ole se, että he häviäisivät tautia vastaan, vaan byrokratia vastaan solidaarisuutta ei ole kylliksi. Ja tämä liittyy siihen, kuinka viranomaiset suhtautuvat asiaan. Se on myötävaikuttavassa taudin erittäin nopeaan leviämiseen Euroopassa. On ihmisiä, jotka ovat joutuneet lopettamaan karjan kasvatuksen, eikä kovinkaan paljon voida enää heitä auttaa, mutta on henkilöt, jotka haluavat vielä jatkaa työtään. Nyt on jouluaika, joten meidän pitäisi osoittaa sotusa mieltä. Edustaja edes yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos paljon arvoisa puhemies. Kiitos oikein paljon komission jäsen Andre Kautis, että olette täällä. Maatalousvaliokunta on esittämän nyt tämän kysymyksen, koska tämä on suuri ongelma. En halua nyt puhua kaikista ongelmista. Kollegat ovat jo selkeästi esittäneet tämän tilanteen, mutta voidaan todeta että villisiat juuri aiheuttavat paljon vaaraa. Esimerkiksi Saksassa 2007 oli puolet vähemmän kuin kymmenen vuotta myöhemmin villisikoja metsästäjien ammuttavaksi. Ja pitäisiköhän tässä maksaa jonkinlaisia tukia, jotta – tämä kannan rajaaminen olisi mahdollista. Haluaisin lyhyesti kiittää komission jäsentä siitä, että hän kiinnittää näin huomiota maatalouteen. Toivottaa hyvää joulua ja kaikkea hyvää ensi vuodelle. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Diessa. Nyt viimeinen puhuja tässä keskustelussa edustaja Jakovcic. olkaa hyvä. Yksi minuutti. Gospodine Poverenić, imam sasvim konkretan prijedlog. Mislim da je vrijeme da se osnuje... Komission jäsen, on korkea aika, että EU luo eurooppalaisen päämajan, jolla taistellaan Afrikasta sikaruttoa vastaan. Ja ei siis pelkästään tällaista eurooppalaista keskusta, vaan jäsenvaltioiden tulisi luoda kansalliset, alueelliset ja paikalliset päämajat myös, koska afrikkalaisen sikaruton ongelma ei ratkea jossakin äh, pääkaupungissa, vaan – paikallisella tasolla ja Istrian alueen metsästäjät paikallisella ratkaista ongelmaa, sitä ei voida ratkaista Euroopan tasolla. Ongelma alkaa metsässä yksittäisellä tilalla ja siellä siihen on puututtava. Me tarvitsemme yhteyttä Brysselistä pienimpään pikkukylään Euroopan unionissa. Ja meidän tulisi myös tehdä sama muissakin maissa Balkanin alueella, jotka eivät vielä ole Euroopan unionin jäsenvaltioita. Tämä on tärkeää myös Ukraina ja Moldova tapauksessa. Flora, for your closing remark. Äh, paljon kiitoksia. Olkaa hyvä, hyvä komission jäsen. Nyt saatte lausua loppupuheenvuoronne ja olla viimeinen puhuja tänä vuonna. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Kiitos parlamentin jäsenille. Kiitos kiinnostuneena kuuntelin tätä keskustelua. Lähtisin liikkeelle vastauksesta edustaja Dudalle, joka mainitsi Romanian. Haluaisin sanoa teille seuraavaa. Me lähdimme yhteistyöhön Romanian kanssa vuonna 2015. Silloin ei ollut yhtään tapausta Romaniassa. Lähdimme kehittelemään Romanian valmiuksia todeta tämä virus ja me koulutimme virkamiehiä ja kutsuimme Romanian kaikkiin kokouksiin, joita järjestettiin. Huolehdettiin paljon koulutuksesta. Ja kun vuonna 2017 ensimmäiset tapaukset löydettiin Romaniassa, välittömästi pyysimme alue- ja paikallisviranomaisia, kaikkia toimijoita siellä toimiin. Lähdettiin paikan päälle eläinlääkäritiimin. Sanoin romanialaisille, että olkaa hyvin varovaisia, koska Ukrainalta on aivan alueelle, koska se on hyvin vaikea, kun se on Natura 2000-aluetta ja siellä ei ole metsästysstrategioita. Siellä on hankala hankeutua eriin, eroon ruumiista ja niin edelleen. Me lähdimme liikkeelle metsästäjät, ympäristöihmiset ja niin edelleen, mutta Romaniassa on ongelmia takapihojen kanssa, koska kaikki eivät rekisteröi siellä sikojaan. Tämä liittyy kansallisiin perinteisiin ja siellä oli sitten valtavasti tautitapauksia. Me lähettimme välittömästi parhaat asiantuntijat, parhaat tiimit hävittämään – ja silloin lähdettiin tiukkoihin toimiin, se on totta. Romanian tapauksessa hyvin tiukat toimit ja tämä auttaa meitä nyt valvomaan tilannetta ja puuttumaan kaikkiin näihin ongelmiin. Silloin käytettiin paljon varoja. Romanialle annettiin paljon tukea jo vuodesta 2015 lähtien. Puhuitte juuri ruhoista. Ja me autoimme Romaniaa jotta päästiin tuhoamaan ruhat näiltä hankalilta alueilta, jotka mainitsin. Totta kai Romania hyvin rohkeasti lähti liikkeelle. Armeijaa käytettiin avuksi. Siellä tehtiin kaikki mahdollinen. Me annamme paljon taloudellista tukea Romanialle, mutta yksi asia on meidän toimemme, toinen asia on yhteinen maatalouspolitiikka – komission jäsen Hoganin kanssa yhdessä on pohdittava sitä, miten komission jäsen Hogan voi myös auttaa rahoitusvälineiden kautta Romanian tapausta. Totta kai kyse on jokapäiväisestä hyvin hankalasta tehtävästä. 19. päivä joulukuuta seuraava kokous. Ympäristöministerit, maatalousministerit yhdessä jälleen kerran keskustelevat siitä, mitä voidaan tehdä. Minun vastaukseni edustaja Gassialle afrikkalainen sikarutto, satoja sivuja tietoa. Voimme antaa täyden tiedon teille siitä, mitä me olemme tehneet ja mitä teemme kuukausittain, koska me tarkastelemme uudelleen afrikkalaisen sikaruton strategiaamme puolen vuoden välein. EFSA on pyydetty valvomaan tilannetta – ja antamaan neuvoa joka kerta, mitä voidaan tehdä, mitä tuoretta tietoa on, miten voidaan puuttua esimerkiksi villisikoihin liittyvään ongelmaan, miten saataisiin yhteiset menetelmät laskea enemmän tai vähemmän sitä, miten paljon villisikaa esiintyy tietyillä alueilla. Ja nyt kysytään sitä, miten voidaan edetä jäsenvaltioissa, jotta todella voidaan yhdessä tasapainotella ja vähentää villisikojen esiintymistä. Tämä on hyvin hankala kysymys. Sitten raha. Omalta osaltamme 95 miljoonaa euroa konkreettisiin toimiin. Rahoitettiin kaikkia konkreettisia toimia, jotka oli otettu mukaan afrikkalaisen sitkaruton strategiamme. Kuljetuksiin liittyy hankalia ongelmia Unkari, Tsekin tasavalta ja lopulta Belgia – Näihin liittyy pitkän matkan kuljetukset ja me tietenkin käytimme heti tiimejämme, jotta pyyty, puututtiin näihin kysymyksiin. Tsekin tasavallassa saatiin hyviä tuloksia, nyt myös Belgiassa. Tietyt alueet luodaan Unkarissa myös pari aluetta, jolta poistettiin kokonaan, mutta kukaan ei voi taata sitä, etteikö tämä pääse leviämään uudestaan, kun Schengen-alueella ei ole rajoja. Tämä on eri kysymys kuin silloin, kun se oli Espanjassa. Silloin ei ollut kyse Schengenin alueesta. Tilanne oli silloin toinen. Nyt teemme kuitenkin paljon, kannustamme liikenneministereitä myös kiinnittämään huomiota näihin kysymyksiin, koska inhimillinen tekijä on hyvin vaarallinen tässä yhteydessä. Olin käynyt Moskovassa, Kievissä, Minskissä, Chisinaussa keskustelemassa näistä kysymyksistä kolmansissa maissa. Meidän on järjestettävä yhteiset strategiat, koska nyt voidaan puhua pandemiasta. Kiinassa on afrikkalaista sikaruttoa jo Afrikkalainen sikarutto on levinnyt paljon vuodesta 2014, kun tulin virkani. Silloin meidän näijään Euroopan puolisessa osassa. Ja nyt se on päätynyt Kiinaan asti. Ja me olemme nähneet tapauksia Romaniassa ja Puolassa ja Bulgariassa pienellä alueella kerran. Mutta kun puhutaan tieteen toimista. Me olemme varanneet rahaa, jotta voitaisiin löytää uusia rokotteita. 25 miljoonaa euroa on varattu. En tiedä oikein mikä tilanne on juuri tänä päivänä, mutta on kunnollisia myönteisiä tuloksia ei vielä, kun on rokottamiselle ole. Ehkä tulevaisuudessa, kuka tietää. Sitten puhutaan siitä, että tarvitaan lisää rahaa. Tiedämme hyvin monivuotiset rahoituskehykset. Nyt parlamentin ja neuvoston käsissä me ehdotimme välineitä ja sitä, että varattaisiin paljon enemmän ennaltaehkäisyyn valmistautumiseen varoja, jotta olisi riittävät taloudelliset välineet alu- 2014 lähtien, mutta äh, aina pitää tehdä enemmän, kuten tiedätte. Sanoisin vain kaupasta, että komission jäsen Malmström on saanut tietoa tilanteista kauppakumppaneiden kesken. Olen käynyt kolmessa maassa keskustelemassa – mahdollisuuksista poistaa suhteettomat tuontikiellot. Nyt meillä on tiukat suhteet Kiinaan ja joihinkin maihin. Voitimme jotain taistelussa Venäjää vastaan, mutta poliittisesti tilanne on hyvin monimutkainen. Voisimme keskustella mahdollisuuksista käyttää vastavuoroisia toimia mutta nyt tavallaan keskustellaan siitä, miten voidaan poistaa kohtuuttomat kiellot. Italisannin kautta on puolustettu tätä asiaa VTOn tasolla. No niin, kollegat, kiitos oikein paljon. Niin ja tietenkin minun velvollisuuteni on maatalousvaliokunnalle antaa täysi tieto siitä, mitä on tehty. Paikan päällä ja pyydän palveluyksiköitäni lähettämään teille yksityiskohtaiset tiedot, jotka on annettu maatalousministeriöiden neuvostoon ja annetaan kuukausittain. Olen valmis toki välittämään nämä täydet tiedot myös myös maatalousvaliokuntaan, jotta voidaan poistaa kaikki epävarmuudet näistä kysymyksistä. Nämä ovat haasteellisia aikoja. Meidän on toimittava yhdessä. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Keskustelu on päätynyt. Tämän istunnon pöytäkirjat tullaan esittämään parlamentille sen hyväksyttäväksi seuraavan täysistunnon alkaessa, ellei mitään huomautettavaa ole toimitamme tämän päivän päätöslauselmat niille tahoille ja henkilöille, jotka niissä on mainittu. Jälleen kerran haluaisin kiittää kaikkia parlamentin yksikköjä, jotka ovat osallistuneet siihen, että täysistuntoviikko on sujunut hyvin. Luonnollisesti yksikkö tulkit, eh, koko henkilökunta. Me olemme hyvin riippuvaisia teistä. Paljon kiitoksia, hyvää joulua. Hyvät kollegat, haluaisin myöskin eh, sanoa nyt viimeisille sitkeille sisseille ikään kuin hyvää kotimatkaa. Paljon kiitoksia myöskin komission jäsenelle. Nyt on eh, aika päättää istuntomme. Istunto on päättynyt.